Arvon kollegat, ennen kuin aloitamme kokouksen, hanulaisille osoittaa kunnioitusta Utrechtin iskun uhreille, kolme kuollutta, 50 haavoittunutta. Olen jo aiemmin esittänyt pahoit osanottomme pääministeri Mark Ryttelle Euroopan neuvoston kokouksen yhteydessä viime viikolla. Tänään käytän tilaisuutta hyväkseni esittäni osanottoni koko täysistunnolle, osan täysin puolesta alkumaiden kansalle ja uhreille, jotka ovat tästä iskusta kärsineet. Me emme voi olla unohtamatta myöskään niitä uhreja, jotka syntyivät Uudessa Seelannissa Christchurchissa siellä menetti 50 ihmistä henkensä. Heidät julmasti murhattiin, kun he olivat kokoontuneet rukoilemaan kahteen moskeijaana. Tällaiset episodit jälleen kerran muistuttavat mielimme sen, että meidän täytyy viedä eteenpäin taistelua rasismia vastaan. Me vapauksiamme puolustamme näitä raakalaismaisia tekoja vastaan ja kaikenlaista syrjintää torjuten. Niin ikään esitämme solidarisuuden tunteemme Zimbabwen, Malawin ja ennen kaikkea Mosambikin tulvien uhreille. Siellä pyörämyrsky on aiheuttanut useita uhreja ja valtavaa tuhoa. Lopuksi tämä on 70. muistopäivä myös kaikille niille, jotka vietiin tuhoon leireille. Myös Siberiassa kuoli ihmiä, miljoonia, sekä latvialaisia, virolaisia että liettualaisia, paljon lapsia ja nais, naisia. Se osoitti, kuinka paljon tehtiin rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Näin on todennut myös ihmisoikeustuomioistuin. Jälleen kerran joudumme osoittamaan osanottaminen näiden kaikkien uhrejen puolesta ja kuten täällä moni on toivonut, että pidämme minuutin hiljaisen hetken näiden uhrien muistoksi.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 osservazioni? bene il processo verbale è così pitäisi puhua CNNlle ja puhua, ja puhua Jeff Bezosille siitä, että, että Neuvostoliiton Neuvostoliittoon liittyvät muistoesineet katoaisivat sieltä käytöstä. Pitäisi kunnioittaa Neuvostoliiton uhreja, kuin natsiuhreja. Nyt on aika vastustaa tätä. Hyvä puhemies, EU-kansalaiset haluavat tietää totuuden, totuuden Neuvostoliitoajan vainoista niin kysyn, onko pöytäkirjoihin huomautettavaa. Jos ei pöytäkirjat on näin ollen hyväksytty. Minä vahvistan tämän huolen, joka tässä kuultiin, mutta sitä ennen täytyy kuitenkin asiat vielä vahvistaa. Mario Percozio on pyytänyt, että hänen ja koskemattomuutta puolustetaan rikosoikeudellisessa oikeudenkäynnissä imperian tuomioistuimessa työjärjestyksen mukaan. Tämä menee oikeudellisasioiden valiokunnalle, joka on tässä toimivaltainen. Neuvontavan komitean suosituksen pohjalta Euroopan parlamentti on päättänyt asettaa seuraamuksen Markus Pretzelille, joka ei ole noudattanut tiedottamisvelvoitteita käyttöön säännöissä. Kyseessä on huomautus. Päätös on ilmoitettu asianomaiselle 22. maaliskuuta ja 167 artiklan nojalla täyjärjestelmä herra Presselillä on aikaa kaksi viikkoa tästä ilmoituksesta ilmoittaa valitus puhemiesten toimistoon. ENY-valiokunta on toimittanut kaksi oikaisua teksteihin, jotka parlamentti on hyväksynyt 131.4 kohdan nojalla työjärjestyksessä. Oikaisut on hyväksytty, ellei sitten vuorokauden kuluessa niiden ilmoittamisesta jokin poliittinen ryhmä tai riittävä määrä jäseniä halua, että niistä toimitetaan äänestys. Oikaisut ovat nähtävillä täysistunnon verkkosivulla ja otsikot julkaistaan myös pöytäkirjassa tästä istunnosta. Ja sitten kerron vielä, että olen allekirjoittamassa myös 13 eri säädöstä 78 artiklan nojalla työjärjestyksessä. Ja nämä otsikot säädökset julkaistaan myös tämän pöytä, istunnon pöytäkirjoissa. Ja sitten esityslistaan. Loppullinen esityksen luonnos on hyväksytty puheenjohtajakokouksessa 21. maaliskuuta 149 artiklan nojalla ja se on toimitettu. Ja sitten mitä tulee maanantaihin, alleryhmä on pyytänyt myös, että tulisi keskustelu suullisesta kysymyksestä liittyen oikeusvaltiotilanteeseen ja korruption torjuntaan Euroopan unionissa, varsinkin Maltassa ja Slovakiassa, niin että siinä olisi myös päätöslauselma lipevaliokunnasta, josta toimitetaan äänestys torstaina. Tässä puheenvuoron saa Sofi Interfeld, joka voi esitellä tämän alderyhmän pyynnön. Olkaa hyvä. Ö Uh, Kiitoksia, herra puhemies. Toden totta, illemmalla keskustelemme tästä mainitsemastanne suullisesta kysymyksestä. Tarkoituksena oli torstaina äänestää asiasta, mutta tämä nyt on poistettu esityslistalta. Me olemme sitä mieltä, että nämä asiat liittyvät toisiinsa. Me keskustelemme näistä ja sitten asia pitäisi saada päätökseen äänestyksen kautta. Kiitoksia. Edustaja Smolkova, otatteko kantaa vastaan. Oikein paljon kiitoksia, herra puhemies. Arvoisat kollegat, voitaisiinko äänestys siirtää tulevalle viikolle siitä syystä, että Slovakissa järjestetään lauantaina presidentinvaalin toinen kierros ja minä toivoisin vältettävän sellaista tilannetta, että tällainen ehdotus Johtaisiin negatiivisiin seurauksiin juuri näin Euroopan vaalien kynnyksellä. Tämä saattaisi jollakin tavalla vaikuttaa kampanjointiin, joten olisiko mahdollista lykätä tämä äänestys seuraavalle viikolle? Edustaja Interfeld. I, I know elections. Uh, Tiedän, että vaaleja on tulossa, mutta en usko, että meidän tulisi vaieta aina kun vaalit lähestyvät. Kuten sanoitte, niin Euroopan vaalitkin ovat jo oven takana ja se tarkoittaa sitä, että me emme voisi sanoa mistään maasta yhtään mitään enää ikinä. Tämä päätöslauselmateksti on faktoihin perustuva järkevä, joten en ymmärrä, että miten tämä voisi negatiivisesti vaikuttaa vaaleihin. Ei sellaista riskiä ole. Tämä on tietenkin aika lailla kriittinen luoteltaan, mutta siinä korostetaan, mitä edistystä on saatu aikaiseksi näissä kahdessa mainitussa maassa, joten enpä usko, että tässä olisi sellainen vaaran poikane olemassa. Tämä ei ole poliittisluonteinen, tässä on live-valiokunnassa jo äänestetty jo ennen Slovakian presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta, joten tuskinpa tässä on tällaista riskiä olemassa. Ja meidän ei tulisi aina politisoida asiaa siten, että me otamme tämän pois esityslistalta, vaan äänestys torstaina aikataulun mukaisesti osoittaisi, ettemme voi ö, sanoa muuta kuin, että ö, tämä on universaali oikeus ja tätä kautta tämä asia tulisi ottaa esille. Kiitoksia. Smolkova vielä ja sitten äänestämme ja nehovorím, že nemáme diskutovať, diskutujme ja nechcem stiahnuť bod. Kiitoksia. Meidän ei tulisi keskustella tästä. Ei tätä pitäisi ottaa esityslistaltakaan, mutta toivoisin, että äänestys siirretäisiin ensi viikolle. Arvon kollega, te ette asu Slovakiassa. Me toivoisimme, että voimme toimia hyvässä uskossa ja siksipä esitinkin tällaisen lykkäämisvetoomukseni. Kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että alderyhmä ei halua lykätä äänestystä keskustelun jälkeen. Nyt on mitään äänestyksen tästä. Päät, täysistunto päättää, onko niin, kuten alderyhmä esittää, että käydään keskustelu oikeusvaltioperiaatteesta, korruption tilanteesta Maltassa, jos torstaina äänestys. Kuka kannattaa liberaaliryhmän ehdotusta? Kie contro? Vastaan. Facciamo un Tarkistamme koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty. Näin ollen keskustelu suullisesta kysymyksestä liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen ja korruption torjuntaan, varsinkin Maltassa ja Slovakiassa, päättyy päätöslauselmaan lipevaliokunnasta ja äänestys toimitetaan torstaina. Maan tiistaina 113.6 kohta työkohdan nojalla. Siis edelleenkin maanantaista. Selvä. Eli tiistaina 113.6 kohdan nojalla ENF ja GUE-ryhmä ovat esittäneet vastalauleen liittyen Hilde Fautmansin mietintöön, joka liittyy Euroopan rauhanvälineen perustamiseen. Määräaika tarkistusten jättämiselle on tiistaina, kello 13 keskustelu käydään torstaina. Nyt ehdotan, että käydään keskustelu keskiviikkoiltapäivänä viimeisenä kohtana. Haluatko joku vastustaa tätä? Hyvä. Eli tämä muutos on hyväksytty. Edelleen tiistaina INF-ryhmä on pyytänyt, että toiseksi kohdaksi tulee aamupäivälle neuvoston ja komission julkilausut liittyen päätökseen, joka kumoaa komission päätöksen 23. joulukuuta 2015 liittyen valtion tukiin, jota Italia on myötänyt pankki Terkkasille. Tämä käyttäisiin kello 8.30 alkaen ja Marko Zanni esittää tämän pyynnön ryhmänsä nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten juuri totesitte itsekin, haluaisimme, että tämä aihe, näin tärkeä päätös, jolla on ollut merkittävä vaikutus myös niihin säästöihin, jotka katosivat ja ajatellen siihen luottamukseen, joka kansalaisilla on italialaiseen pankkijärjestelmään, niin sitä käsiteltiin täällä täysistunnossa on on satoja tuhansia kansalaisia, jotka haluavat nyt vastauksen neljän vuoden jälkeen, kun he ovat kärsineet näistä vahingoista komission päätöksen jäljiltä, kun aivan jokin aika sitten tuomioistuin totesi, että se ei ollut laillinen, eli haluamme keskustelun, haluamme vastauksen, on välttämätöntä, että täysistunnossakin kanneta vastuuta tästä kysymyksestä. Kiitos. Pyydän, että siitä toimitettaisiin äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Kiitos. Haluaako joku va- vastustaa tätä ENF-ryhmän ehdotusta? Hyvä. Eli toimitamme äänestyksen tästä py- pyynnöstä, että tulisi keskustelu tiistai-aamuna liittyen tuomioistuimen päätöksen, joka kumoo komission päätöksen vuodelta 2015 liittyen valtion tukiin, jota on Terkaspankille Italiassa myönnetty äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Per quanto riguarda mercoledì. Sitten keskiviikosta. Ensinnäkin tiedoksi hetkinen. Koska tässä on nyt pyynnöstä kyse, joka liittyy liikkuuspakettiin, niin toteaisin, että puheenjohtajakokouksen jälkeen on määrätty aika myös tarkistuksen jättämiselle. Se oli viime perjantaina kello 13. Juristlingvistit ja käytöt ovat tehneet hyötämyyden töitä, jotta voitaisiin taata se, että voidaan lähes tuhat tarkistusta julkaista ja valmistella äänestykset. Toteaisin nyt, että kaikki tarkistukset ovat käytettävissä verkkosivulla 17.30 mennessä tänään englannin kielellä. Muut kielitoisinnot ovat käytettävissä tiistai-iltapäivän kuluessa, huomenna siis. Äänestysluettelot ovat käytettävissä jo tänä iltana. Edustaja Eichhut, olkaa hyvä. Mr. President, this is about... Kiitokset. Tämä liittyy tiistaiseen äänestykseen vastuuvapaudesta komission osalta muutamia tarkistuksia on jätetty SDn ystävien puolelta. Jos katsotte näitä, niin toinen voidaan hyväksyä, mutta toisessa kerrotaan, mitä tarkoittaa tämä Selmairin hyväksyminen – ja että tämä, tätä ei voida hyväksyä. Ja jos katsotaan artiklaa 170 hyväksyttävyydestä, niin en ymmärrä, että miksi tämä ei olisi hyväksyttävissä. Tämä on poliittinen päätös, tästä pitäisi päättää parlamentissa, joten tästäpä syystä pyydänkin, että kumoatte päätöksen. Eli hyväksyisitte, että tästä parlamentti voisi huomenna äänestää. Mitä tulee Selmayr-tapaukseen. Olen pyytänyt eri yksiköiltä, että selvittävät, voidaanko tarkistukset ottaa käsiteltäväksi vai ei. Mitä olen vastauksen saanut, jos olen samaa mieltä sitä paitsi, niin olen hyväksynyt ne käsiteltäviksi tarkistus, joka liittyy eropyyntöön komission pääsihteerin osalta. Se on poliittinen pyyntö joka on siis tarkistusten tekemä. Tässä täysistunto on suvereeni päättämään asiasta. Vielä toinen tarkistus loi selvän yhteyden erään virkamiesparan itsemurhaan. Ja siinä, mihin tarkistukset itse nyt viittaatte, olkaa hyvä. It's true, there was another... Toden totta, tähän liittyy toinenkin tarkistus, joka liittyy tähän itsemurhaan. Sitä ei voitu hyväksyä, en viittaa siihen. Ymmärrän, miksi näin perusteltiin, mutta nyt viittaan tarkistukseen, joka liittyy 258D-kohtaan. Siinä todetaan, että ottaen huomioon tämä muuttunut vakava tilanne, ja kaikki vuoden 2016 vastuuvapauskysymykset siihen liittyen no, vaaditaan komissiota ryhtymään toimenpiteisiin, jotta nykyinen tilanne korjattaisiin pääsihteeriin liittyen. Ja kuten itsekin juuri totesitte, tämä on poliittinen päätös, joten pää- parlamentin pitäisi tämä päätös tehdä. Itse oikeastaan sanoitte, miksi meidän pitäisi päättää myöskin tästä toisesta kysymyksestä. Ja minä todellakin peräänkuuluttaisin, että näin tekisimme. Tarkistus, johon viittaatte, liittyy suora myös itsemurhatarkistukseen. Siksi pyysin, että yksilöt tämän tarkastaisivat, totesivat että heidän mielestään. Ei voida tätä ottaa käsiteltäväksi, minäkin pidin sitä sellaisena. Ja totta kai sitten, mitä tulee poliittisen äänestykseen liittyen pääsihteerin eroaan niin siitä päättää täysistun sitten keskiviikosta vielä riittävä määrä jäseniä ja ECR ja FDD-ryhmät ovat pyytäneet, että keskustelu ja äänestys likuuspaketista, mukaan lukien kolme mietintöä Erttukilta, Kyllöseltä ja Van de Kampilta, poistettaisiin esityslistalta. Nyt annan puheenvuoron edustaja Novakoville, joka voi esittää tämän pyynnön tämän jäsenryhmän puolesta. Non c'è l'onorevole. Eikö hän ole paikalla? Novakov. Ah, sì, prego. Olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, скъпи колеги. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Nykyisen vaalikauden lopulla Euroopan parlamentti on nyt vähällä tehdä vakavan virheen, eli hyväksyä paketin, joka jylättiin jo kolme kertaa ilman mitään kompromisseja ja todellista sopimusta. Tämä on kuin arvanheittoa. 1600 tarkistusta. Tämä kaikki johtaa suureen kaaukseen. Äänestäkää pyyntömme puolesta ja pelastakaa monien eurooppalaisten henget. No ECR-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. komisja transportu rozpatrywała e, pakiet mobilności. Liikkuvuuspakettia on käsitelty. Liikennevaliokunta sopi sitä uudemman kerran, mutta parlamentti hylkäsi sopimuksen. Kaksi kolmesta tekstistä Niihin ei ole saatu yhteisymmärrystä, koska TRAN-valiokunta ei ole hyväksynyt tarkistuksia. Jos me täällä päätämme 1600 tarkistuksesta, ottaen huomioon, että ihmiset ymmärtävät vain ylimalkaiset asiat, joten minun mielestäni nämä kaksi mietintöä, jotka eivät menneet valiokuntakäsittelyssä läpi, niitä ei pitäisi tällä vaalikaudella käsitellä laisinkaan. Kiitoksia. Esittele Erttu, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much, Mr. President. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Myönnettäköön, että tämä ei ole oikea menettelytapa, sillä me olemme toimineet jo kahden vuoden ajan tämän liikennepaketin ykkösen osalta. Me olemme saaneet hyviä kompromisseja aikaiseksi kautta parlamentin ja jotta vältymme sellaiselta surkealta tilanteelta, ettei synny oikeusvarmuutta, niin meidän pitää äänestää tällä kaudella, tällä viikolla täällä Strasbourgissa. Hyvä ratkaisu on nyt löydetty ja muistutettakoon uudemman kerran, ei ole mitään tarvetta lykätä tätä enää tuonnemmaksi. Tämä on pelkkää poliittista kikkailua, joten todellakin toivoisin, että tällä viikolla äänestämme tästä liikennepaketti ykkösestä. Toimitaan äänestykset. Ensinnäkin äänestytän ehdotuksesta, joka on jäsenryhmältä ja ECR ja EFD. Nyt kaikki pyytävät, että keskustelu ja äänestys liikkuvuuspaketista poistetaan esityslistalta. Äänestys on nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Äänestys on hylätty kahdella äänen erolla. Quindi l'ordine del giorno. Eli äänestyslista säilyy ennallaan. Edelleen keskiviikosta. Kansanpuolueen ryhmä Olkaa hyvä. Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous avez décidé de... Puhemies, kollegat, halusitte ottaa esityslista liikkuvuuspakettiin. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota siihen seikkaan, että on yli tuhat tarkistusta, joita ole käännetty. Minä tiedän. Se äänestys hoidettiin ja me kunnioitamme tätä päätöstä. Mutta jos jokainen nyt sitten kantaa vastuunsa, niin on asianmukaista, että on tänäänkin oltava vastuullinen. Eli se tarkoittaa siis mitä? Se tarkoittaa, että tarjotaan sosiaalista turvaa varsinkin kuljettajille ja työntekijöille. Älkää tekö mitä aiotte viime kerralla tehdä. Ettei tätä välineellistetä tekstinä, koska loppujen lopuksi päädytään ilman tekstiä. Kiitos. Honorable Gogan. Edustaja Gogan. Lithuanian delegation is not Liettuan valtuuskunta ei ole paikalla. He olisivat äänestäneet sen puolesta, että tätä lykätään. Tämä on todella epäreilua. Meidän pitäisi lykätä tätä äänestystä. Liettua ja pienet jäsenvaltiot kärsivät tästä. Hyvä puhemies, ajatelkaa pieniä jäsenvaltioita jotka tukevat EUn asiaa. Te, te vahingoitatte meitä tällä. Haluaisin tämän pöytäkirjaan merkittäväksi. Edustaja Kolkan, tässä täysistunto on suvereeni. Minä kerron myös tästä käännösongelmasta ja kuten tiedätte, se on ratkaistu. Parlamentti äänesti äänestyksenä ja toistan täysistunto päättää siitä, mitä tehdään. Ja sitten vielä keskiviikosta kansanpuolueen ryhmä on pyytänyt, että komission julkilausuma otettaisiin mukaan liittyen turvallisuusuhkiin, liittyen terroristisen sisällön leviämiseen verkossa. Onko kansanpuolueesta joku, joka voisi esitellä tämän? Edustaja Matsola. The EPP would... Kiitos. EPP haluaisi pyytää komission julkilausumaa turvallisuusuhista, jotka johtuvat terrorismisisällön levittämisestä verkossa. Olette varmasti nähneet Uuden-Seelannin ja Utrechtin äh, julmat äh, kuvat ja äh, tiedätte, miten kiireellinen asia me tiedämme, että internetiä käytetään myös terroristien rekrytoimiseksi ja vihan levittämiseksi. Me emme saa sallia terrorismin kukoistusta verkossa. Meidän pitää tehdä internetistä turvallisempi. EU on joutunut terrorismiuhkien eteen sekä yksittäisien tekijöiden puolelta että ryhmien puolelta. Nämä yrittävät molemmat levittää sanomaansa verkossa. Tämä ei ole hyväksyttävä. Tiedän, että lainsäädäntöprosessi on käynnissä ja nyt meidän pitäisi antaa tiukka viesti tästä asiasta. Emme saa jättää tätä asiaa huomiotta. Edustaja Dalton voi puhua vastaan. Thank you, uh, Mr. President. Look, I mean the... Herra puhemies, Christchurchin hyökkäys muistutti meitä kaikkia siitä, että meidän täytyy tehdä enemmän aiheeseen liittyen. Me olemme varmaan samaa mieltä siitä, mutta mitä pitäisi tehdä? Minä vastaan tästä tekstistä. Lainsäädännöllinen teksti on komissiolta jo saatu, tästä neuvotellaan paraikaa ja paraikaa kompromisseja kierrätetään, varjoesittelijät kokoustavat, livessä äänestys toimitetaan ensi viikolla ja täysisuntoon tämä menee jo ensi kuussa, joten kaikilla, ehkä ei minulla, mutta muilla on ainakin mahdollisuus keskustella tästä seikkaperäisesti ensi kuussa. Näin parlamentaarisen toiminnan pitäisi toteutua. Komission ei pitäisi antaa lausumaa ehdotuksensa liittyen kesken neuvottelujen valiokuntatasolla. Ymmärrän toki, mitä EPP ehdottaa, mutta meidän tulisi kuitenkin kumota tämä ehdotus. Kiitoksia. Selvä. Toimitamme äänestyksen kansanpuolueryhmän ehdotuksesta, että tulisi lisätäväksi keskiviikkoiltapäivä julkilausuma komissiolta liittyen turvallisuusuhkaan johtuen terroristin sisällön leviämisestä verkossa. Kuka on puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistuttaa? Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Siinä on lyöty lukkoon esityslista. Ja sitten tämän päivän esityslistaan ensinnäkin Kufutin ja Niedermayerin mietintö, talousrikokset, veropetokset ja veronkiertoa. Uh, Kollegat, nyt jatkamme seuraavalla kohdalla esityslistalla. Ensimmäinen tänään on herra Kufutin ja Dinnermayerin mietintö talousrikokset, veropetokset ja veronkierto. Minä pyytäisin, että ne, jotka eivät osallistu keskusteluun, ystävällisesti lähtisivät täysistuntosalista mahdollisimman hiljaa, että voimme jatkaa. Eli ensimmäinen kohta esityslistalla ja pyytäisin, että herra Kuufut puhuisi esittelee neljä minuutin ajan. Please go ahead, Mr. Kofa. Olkaapa hyvä, herra Pre- Kiitos, puhemies. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tässä on nyt meidän päätettävä huomenna. Ehkä kaikki laajen urakka parlamentissa veropetosten veron kierron ja talousrikosten torjunta siis. Ja me kaikki tiedämme, että jos ajatellaan esimerkiksi verovilppiä, anteeksi, mutta tämä ei ole kovin kunnioittava teitä kohtaan. Vielä kerran, kollegat, vielä kerran. Keskustelu on nyt käynnissä. Voisitteko ystävällisesti poistua salista? Kollegat, kerran vielä. Voisitko ystävällisesti lähteä salista? Kiitos herra Kufud ja vielä pahoitteluni. Kiitos herra puhemies. Niin, aloitetaan aivan alusta. Kiitos. Siis tämä on oikeastaan hyvin tärkeä keskustelu. Me saimme päätöksen monen vuoden urakan parlamentissa torjuetten veronkiertoa, veropetoksia ja talousrikoksia. Tämä on kaikkein laajin työsarka tämän parlamentin kaudella torjuen talousrikoksia, veronkiertoa ja verovilppiä. Ajatelpa esimerkiksi verovilppiä, veropetoksia. Se maksaa noin biljoona euroa vuosittain. Eli aika monta tuhatta euroa per kansalainen. Se raha voisi mennä kouluihin ja sairaaloihin sen takaamiseksi, että yhteiskuntamme voisi heikoimpia ja haavoittuvimpia suojella. Eli veroja varastetaan oikeastaan kaikkien haavoittuvimmilta, siksi tämä torjuntatyö on niin tärkeää. Rahanpesu sitten. Euroopan unionissa meillä on suurimmat markkinat. Me houkuttelemme paljon rahaa ja eli elinkeinoelämää, mutta samaan aikaan me olemme kovin tehokkaita talousrikosten torjunnassa. Paljon tulee likasta venäläistä rahaa sisämarkkinoille ilman, että niitä löydetään eskaltiolta kestään, eikä kun on ole, ole valvontaakaan, eikä kun on seuraamuksia pankille tai muille laitoksille silloin kun on nähty muun muassa suuria rahanpesuskandaaleja omassa maassani, niin oli Danske Bank-skandaali, rahaa meni Viron konttorin kautta yli 200 miljardia ilmeisesti pestiin paljolti esimerkiksi Venäjän oligarkeilta tai rikollisilta meidän sisämarkkinoillemme. Se on estettävää, lopetettavaa. Siksi tämä työ, ja tässä on paljon hyviä suotituksia. Ennen kaikkea haluaisin todeta, että meillä on vähimmäistason yritysverotus, sitä tarvitaan nyt, ettei ruveta kilpailemaan alaspäin verotuksessa. Sen puolesta me taistelemme. Toiseksi meidän täytyy päästä eroon myös haitallisesta verokäytännöstä rajat ylittävässä toiminnassa. Jotkut ovat tätä harjoittaneet, siksi näitä maiden pitää luopua siitä. Tarvitaan reilua erotusta. Rahapesussa tarvitaan keskitettyjä prosesseja niin, että teemme yhteistyötä maiden kesken. Tänä päivänä nimittäin liian helppoa, että likaista rahaa voi tuoda pestä se ja käyttää kaikkialla Euroopassa. Se uhkaa meidän rahoitusvakauttamme, talousvakauttamme, oikeusjärjestelmäämmekin Euroopassa. Jotain pitäisi tehdä. Esimerkiksi keskittää myös esimerkiksi rahanpesun selvittelykeskukset voisivat olla tässä mukana niin, että lainvalvontaviranomaiset näitä rahanpesumääräyksiä noudattaisivat. Me olemme todenneet parlamentista täytäntöpanossa on ongelmia. On nähty myös, että kun suurimmat yritykset tällä planeetalla tekniset te- teknologian yritykset luovat paljon arvoa käyttäen kuitenkin eurooppalaista markkinaa, eivät maksa veroa tänne. Heidänkin on maksettava kohtuullinen osuutensa ja se, se täytyy taata. Me tarvitsemme myös CCCTBn läpinäkyvyyttä. Saamme maakohtaista raportointia yritysverotuksessa. Eli nähdään, miten ne käyttäytyvät, toivottavasti vastuullisesti jäsenvaltioiden maiden täytyy taata, että ne noudattavat myös omaa säännöstään. On aika iso askel eteenpäin, että parlamentti, neuvosto ja komissio ovat laatineet nyt yhteistyöhaluttomista laikettu alueisten luettelon, mutta jos käytetään samoja kriteereitä, joita noudatetaan kolmansien maiden kohdalla myös täällä jäsenvaltiossa, niin joku ehkä ei pärjäisikään. Meidän pitäisi tästä verosuunnittelusta päästä eroon, koska se naapureita haittaa Euroopan unionissakin. Me kollegat, meidän mielestämme tässä on hyvä kattavakin mietintö, mutta on todettava, että vielä paljon täytyy jatkossakin tehdä. Siksi minä vetoan, että saadaan pysyvämpiä rakenteita parlamentissa käsittelemään verotusta ja talousrikoksia, että voitaisiin tätä menestyksellistä työtä jatkaa. Ja kiitoksia kovasti huomiostanne. Kiitos, herra Kufut. Neljä minuutin ajan seuraavaksi toinen esittelijä, herra Niedermayer. Thank you very much. Kiitos paljon puhemies. Jos ymmärsin oikein, minulla on 4 plus 2 minuuttia puheaikaa. Haluaisin sanoa, että tämä mietintö nyt päättää takse kolme valiokunnan työn. Siinä, siihen liittyy yli 300 tarkistusta. Meillä on tarkoituksena sulkea porsaan reijät tällä alalla ja me haluaisimme myös ehdottaa uusia ratkaisuja nyt kun tiedämme minkälaisia uusia skandaaleja on tullut viime aikoina esille. Me emme puhu pelkästään rahapesusta ja veropetoksesta, vaan myös digitalisaatiosta ja yhteenliittyvyydestä. Olemassa olevat verojärjestelmät eivät ratkaise näitä ongelmia tarpeeksi hyvin ja meillä on Euroopassa veronkannossa ongelmia. Mietinnössä käsitellään myös takse, kaksi ja pana valiokuntien työtä ja ennen kaikkea myös yhtiöverotuksen parannettua läpinäkyvyyttä. Euroopan parlamentin ensimmäisestä aloitteesta lähtien moni asia on muuttunut. On parannettu läpinäkyvyyttä, olemme myös parantaneet verotuksen oikeudenmukaisuutta ja olemme yrittäneet yksinkertaistaa verojärjestelmiä. Me olemme parantaneet yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, tiedonvaihdon kohdalla ja lisäksi myös yhteistyössä on huomattavasti parannettu myös maailmantasolla tasolla asioita. En ö, puhu tässä pelkästään ö, tässä pelkästään digitaalisen alan verotuksesta. Näin me olemme saaneet parannuksia aikaiseksi, mutta meidän pitäisi myös yritän löytää uusia tapoja modernisoida ja vahvistaa verojärjestelmiä, jotta voimme vahvis- varmistaa oikeudenmukaisen veronkannan. Meidän pitää samalla varmistaa, että ne, jotka maksavat oman, omat veronsa, että heitä ei liikaa rasiteta. Ennen kaikkea pk-yrityksiä ei saa rasittaa, eikä verojärjestelmän pitää, ei pidä itsessään olla kallis ja tehoton. huomattavia parannuksia voidaan saada myös digialan verotuksessa aikaiseksi. Meidän pitää löytää uusi kon- konsepti käsitellä tätä alaa. On hyvin harmillista, että neuvosto ei ole onnistunut etenemään tärkeissä aloitteissa mukaan lukien yhteisessä yhdistetytä yhteis- yhtiö- yhtiöveropohjassa ja digiverosta. Toivottavasti me pystymme olemaan johtavassa asemassa maailman taloudessa ja pystymme löytämään ratkaisuja äh, esille tuleviin ongelmiin. Minun täytyy sanoa, että TAX 3 mietintö on hyvä esimerkki sopimuksen löytämisestä yli puolueen rajojen ja olen ylpeä siitä, että olen ollut osa tätä työtä me emme aina ole samaa mieltä kaikesta, eikä se ole mitenkään yllättävää. Minun täytyy sanoa, että minä uskon yhteisiin ratkaisuihin niillä aloilla, joilla emme voi saada aikaiseksi ratkaisuja yksittäisten jäsenvaltioiden hallitusten tasolla, mutta silti uskon, että suuri osa verotuksesta on jäsenvaltioiden yksinomaista toimivalta ja tätä meidän pitäisi kunnioittaa. Tämä koskee ennen kaikkea minimiveroasteen määrittelemistä. Minä tuen tässä ennen kaikkea OECDn työtä, mutta en tue parlamentin jäsenten ehdotusta 18 prosentin todellisesta veroasteesta. Uskon, että verotus on suuressa määrin jäsenvaltioiden toimivallassa, mutta täytyy sanoa, että monissa tapauksissa olemme pystyneet saamaan aikaiseksi yhteisymmärryksen olen iloinen siitä, että kun komissio on, eh, komissio on ehdottanut näitä, tätä listaa yhteistyöhaluttomista oikeudenkäytöalueista maailmanlaajuisesti, nyt sitten komissio on myös tarkastellut EU-jäsenvaltioita. Tämä on hyvin tärkeää. Arvostan myös, ja uskon, että kaikki tätä arvostavat, että on parannettu neuvoston avoimuuden avoimuutta ennen kaikkea käytännesääntötyöryhmän työskentelyssä. Uskon, että voimme tehdä yhteistyötä neuvoston jäsenten kanssa ja saada parannuksia aikaiseksi tärkeimmissä kysymyksissä niin, että parannamme myös sisämarkkinoita. TAX 3 valiokunnan työn aikana me käsittelemme monia rahanpesutapauksia. On valitettava, että komission piti aloittaa rikkomusmenettely koska mikään jäsenvaltio ei ole tätä rahanpesun vastaista direktiiviä numero neljä pistänyt riittävällä tavalla täytäntöön. Tämä direktiivi toimii pelkästään, jos se pannaan täytäntöön kunnolla ja valitettavasti tähän suuntaan ei ole menty. On myös muita ongelmia, joita olemme käsitelleet, ennen kaikkea nämä kultaisten viisumeiden tapaukset, mutta ja on tultu siihen tuloksen, että ne eivät ole ollenkaan hyödyksi jäsenvaltioille. Siksi me olemme ehdottaneet, että kiellettäisiin kultaiset viisumit ja otettaisiin due diligence-menettelyt väliajaksi käyttöön. Nyt haluaisin lopuksi kiittää kaikkia kollegoita, jotka tekivät työtä tämän mietinnön eteen. Ennen kaikkea haluaisin kiittää herra Kofodia, ja kaikkia varjoesittelijöitä. Kiitos myös henkilökunnalle sekä Euroopan parlamentin sihteeristön jäsenille. Kiitos. Kiitos Herr Mermajer. Ja totta kai tervetuloa on 4 plus 2. Ryhmänne totesi, että puhutte kaksi minuuttia lopussa. Eli nyt käytimme kuusi minuuttia tässä. Valitettavasti loppukommentti ette voi esittää komission jäsen. Tervetuloa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hauskaa olla täällä. Ehkä viimeisimpiä tällä kaudella minun kohdallani ja käydä läpi yhteistä saldoamme oikeudenmukaisen verotuksen puolesta. Haluaisin kiittää tästä valtavasta urakasta, jonka olette tehneet. Kiittää esittelijöitä. TAX 3 valiokunta, joka 33 kertaa kokoontui ja viisi missiota ja siellä on kuultiin satoja asiantuntijoita, kuusi selvitystä erityisaiheesta ja, ja niitä on käyty läpi seikkaperäisesti ja sitten vielä mietintö, joka jatkaa Panama ja muiden valiokuntien työtä. Eli onnittelut parlamentille tästä kaikesta. Se on ollut valtava ja monimutkainen hanke. Näiden neljän vuoden aikana minä uskon, että voidaan väittää, että meidän kaksi toimielintämme ovat olleet luonnollisia liittolaisia kun haluamme oikeudenmukaista verotusta ajaa. Meillä on ollut suunnitelma myös, jotta tämä taistelu yhdessä parlamentin kanssa ja komission jäsenten kanssa on jatkettu. Toivottavasti tämä on innoituksen lähde kaikille. Keskustelun aluksi minä haluaisin reagoida kaikkein ongelmallisimpiin kysymyksiin, kun halutaan torjua veropetoksia ja verokiertoa, kuten myös rahanpesua. Olen jo tuhansia kertoja sanonut täällä, että kansainvälinen verotusjärjestelmä ei vastaa enää tämän vuosituhannen todellisuutta, että meidän pitäisi nyt ajatella tätä liikkuvaa luonnetta, immateriaalista luonnetta uudessa taloudessa ja tästä syystä sitä pitäisi nyt mitä pikimmiten uudistaa. On valitettavaa, että löydetty yksimielisyyttä digipalveluista ECOFIN-neuvostossa 12. maaliskuuta. Kuitenkin minä uskon, että tämä Työ on mennyt mukavasti eteenpäin, kun ajatellaan kuinka paljon tukea ei, on saatu, ei välttämättä kauheasti alussa, mutta lopussa aika paljonkin. Ja todellakin yksi ansio ainakin tällä on, että olemme keskusteluja myös viitoittaneet kansainvälisesti. Euroopan unioni on tässä tietenkin ollut aktiivisesti mukana ja komissio erityisesti. Me tiedämme, että tässä kaksi pilaria tärkeinä. Ensinnäkin niin digitaalinen talous ja sitten voiton verotus, uusi sääntö myös vähimmäisverotuksesta. Näissä keskusteluissa Euroopan unionia haluaa pitää mielessä se, että ei ole pelkästään kokonaisuus 27 tai 28 vielä. Me edustamme myös integroitua markkinaa, jossa on 500 miljoonaa kuluttajaa ja aika korkea ostovoimakin. Ja se on aika iso ja kaikissa tässä ja siksi meidän viestimme täällä on se, että ehdottomasti meidän pitäisi koordinoida etukäteen ennen G20-kokouksiakin, että ole kaksi, kolme tai neljä, viisikin eri ehdotusta Euroopan unionin puolesta. Se heikentää meitä. Meidän täytyy puhua yhdellä äänellä niin, että Euroopan unioni voi puolustaa vietujaan paremmin, tuoda esille omia sitoumuksiaan, ajatella investointeja, niiden edistämistä, mutta ennen kaikkea ajatellen oikeudenmukaista verotusta. Olen iloinen siitä, vaikka tässä ensin valittelin, että digiverotuksessa eivät eteenpäin, että jäsenvaltiot saivat aika yksimielisyyden viidestä alueesta, jotka ovat niin kutsuttuja yhteistyöhaluttomia. Ja minä haluaisin, että on kyse nyt viidestä toista alueesta. Ja joku aina väittää, että tässä heikennetään unionin työtä. Kuitenkin ansio on siinä, että luetteli on olemassa. Se on uskottavaa. Se on kaikkein tärkeimpiä myös kansainvälisesti ottaen. Mutta se menestys perustuu ennen kaikkea tähän vuoropuhelun metodien monen uudistuksen osalta. On kymmeniä lainkäyttöalueita kaikkialla maailmassa, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssamme. Ja on saatu aikaan tilanne, jossa on päästy luettelosta tai vältytty joutumasta luetteloon. Eli kyse on tilanteesta myös, joissa erotetaan nollaverotusta, ja siinä haitataan ei pelkästään Euroopan unionia, vaan se vaikuttaa kansainväliseenkin keskusteluun, myös OECDssä. Totta kai olen kuullut kritiikkiä näiden maiden valinnan osalta, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole mukana myöskään kaksi kolmos mietinnössä. Se on vaikea aihe keskuudessamme tietysti. Joskus minun on vaikea selittää tai tehdä itseni ymmärrettäväksi ainakaan. Minä kuitenkin pidän kiinni siitä, että ja jos ei ajatella kansainvälisen hyvän hallinnon standardeja, niin ei voida ajatella, että Euroopan unionissa on veroparatiiseja siinä mielessä. Mielessäni tässä heikennettäisiin meidän ponnisteluja, joita yhdessä olemme tehneet, jotta saadaan hyväksyttäväksi tiedonvaihto muun muassa koko Euroopan unionissa. Läpinäkyvyydessäkin on päästy eteenpäin. Ei se tarkoita, että kaikki olisi täydellistä. Minäkin tiedän, että on näitä mustia aukkoja olemassa vielä jossakin maissa, joissa on käytäntöjä, jotka ovat liian suotuisia kun ajatellaan verosuunnittelua tai optimointia. Mutta jotta voidaan torjua näitä aggressiivisen verosuunnittelun käytäntöjä Euroopan unionissa, niin minä tuomitsen ja kiistän sen, ei olisi mitään muita välineitä kuin luettelo. Me olemme vahvistaneet yhteistyötä täällä, meillä on käytännössäännöt ja myös eurooppalainen ohjausjakso muun muassa suosituksineen. Eli Tämä vain yhtenä yksityiskohtana, mutta totta kai tässä on laaja yhtä, yhteisymmärrys. Minä uskon, että ehdottomasti meidän täytyy vahvistaa tätä välinettä, vielä myös kohentaa tätä, jotta saadaan enemmän oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä verotuksessa, kun veroja ei kanneta, niin tiedämme hyvin, että heikoimmat, haavoittuvimmat, köyhimmät jäävät ilman julkisia palveluita, joita tarvitsevat. Ja todellakin tässä on tavallaan suostuminen verotuksen ylipäätään uhattuna. Jos ei rikkaat halua tulla verotetuiksi, niin miksi sitten eivät muutkaan? Pidemmällekin voidaan vielä mennä, jotta päästään eroon näistä haitallisista verokäytäntöistä. Ajattelen tässä veropäätöksiä ja sopimuksia, joita tehdään. Meidän täytyy taata, että läpinäkyvyyssäännöt koskevat myös arkista työtä, hallinnollista yhteistyötä, jota on myös vahvistettavaa. Jäsenvaltioiden täytyy antaa myös riittävät voimavarat siihen. Tiedämme, että yhteistyössä on omat puutteensa ja se on pystynyt luomaan näitä tilaisuuksia, joita on hyödynnettykin. Ajattelen myös näitä verokertoimia, jotka ovat tärkeitä myös, kun aggressiivista verosuunnittelua laaditaan. Yhdessä me olemme mukaan myös säännön, joka haluaa lisätä läpinäkyvyyttä hallinnossakin ensimmäinen heinäkuuta 2020 alkaen ja nämä tiedot ovat nyt käytettävissä veroviranomaisille. Se on merkittävä askel eteenpäin, jotta voidaan olla valppaina, kun täytäntöön pannaan tätä. Ja sitten totta kai ajattelemme rahanpesun torjuntaa, terrorismin torjuntaa, rahoitusta. Kollega Jurova on vienyt tätä asiaa eteenpäin. Kyse on rahanpesun direktiivisistä ja tietojen saannista jäsenvaltioille. Ja lopuksi vielä äh, alvepetosten torjunta. Me olemme vahvistaneet hallinnollista yhteistyötä myös, jotta voidaan hyvissä ajoin havaita nämä petokset ja tehdä tutkintaa. Me suosimme myös tiedon hyödyntämistä tullin osalta, harjoita yhteistyötä myös Eurofiskin, Europolin ja Olafin kesken. Me jatkamme tätä myös sikäli, että Eurofisk olisi aktiivisempi, ehkä siinäkin on hyvä suunta jatkolle. En voi tässä olla ihan tyhjentävä. Teidän mietintönne sinällään on riittävä näiltä osin, mutta lopuksi haluaisin pitäytyä hetkeksi vielä eräisen kohta mietinnössä, joka on aika kuvaava. Minulla se on tavallaan myös tämä poliittinen viesti, ajatellen Euroopan valeja, ajatellen Euroopan parlamenttia seuraavalla kaudella tai seuraavaa komissiota ja tulevaa neuvostoa. Nimittäin, että voidaan määränimistösiirto pikkuhiljaa. Sanoakseni, että minä täysin rinnoin tuen tätä lähestymistapaa, vaan myös tuen sitä, että käytettäisiin passlers lauseketta näin kolmekin syytä tähän. Ei pelkästään, että se on tärkeää ja välttämätön, että luovutaan yksimielisyyttä veroasioissa ja siirrytään määräenemmistöön. Ensinnäkin Eurooppa pystyisi reagoimaan nopeammin, tehokkaamminkin tällä saralla, kun me tiedämme, että kyseessä on globaalit kysymyksiä. Tässä on suurista summista kyse. Yksimielisyyssääntö on selvä jarru ja toiseksi määräenemmistö vahvistaisi myös demokraattista legitimiteettiä veropäätöksissä, joita tehdään Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti, ja tiedän, että pidätte sitä tärkeänä, olisi lainsäätäjänä myös puolustaen kaikkia etuja. Te parhaiten edustatte kansalaisia lopuksi. Jos ajatellaan eurooppalaista veropolitiikkaa ylipäätään, niin sen kenttä laajenisi. Puhun julkisuudesta. Me tarvitsemme todellakin energiaverotusta, ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tarvitaan myös yhteisöverotusta. Ja minä haluan myös, että saadaan aikaan tämä yhteinen yhteisöveropohja. Ja siinäkin täytyy käyttää määrä enemmistöä, että päästään sosiaalisiinkin tavoitteisiin mahdollisimman laajalla mittakaavalla ajatellen ympäristön suojelua, rahoitusmarkkinoita. Eli minä vetoan, että Euroopan parlamentti ja poliittiset puolueet Euroopassa tarttuisivat tähän ehdotuksen käynnistäisi vilkkaa keskustelun tästä, jotta teidän toimielimenne vain vahvistaisi omaa valtaansa, mutta tulisi kuuluville ääni, joka nyt on heikosti kuultavissa, nimittäin tämä eurooppalainen yleinen etu. Jos sitten seuraavassa parlamentissa olisi riittävä laaja enemmistö tämän ehdotuksen taakse, kuin on veropetosten ja verovilpin torjunnassa, niin se olisi merkittävä askel demokratialle ja verotehokkuudelle. Ja minä todella uskon, että näin koko pelisääntöjä muutetaan. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Ja sitten seuraavaksi puhujat poliittisen ryhmien puolesta. Ensimmäisenä kansanpuolen puolesta puolentoista minuutin herra Langen, olkaa hyvä. Vielen dank, Herr Herra puhemies, paljon kiitoksia. Alkuun ylistäisin tätä tekstiä. 410 erillistä kohtaa tästä löytyy, ja tämä perustuu monen vuoden työhön, johon ovat osallistuneet monet kollegat, kuten kaksi esittelijää. Alkuun kiitokset siitä. Tämä on jatkumoa takse ykkösestä ja kakkosesta sekä tutkintavaliokunnasta. Mitä taas tulee oikeudenmukaiseen ja reiluun verotukseen ja verokilpailuun ja veron kiertoon ja rahan pesuun, niin asia täytyy jatkossakin käsitellä. Ei riitä, että yhden toimikauden ajan olemme tätä asiaa käsitelleet ja sitten se ikään kuin unohtuu kokonaan. Siksipä onkin paikallaan jatkaa työtä Kuluneen viiden vuoden aikana komission jäsen Moskovici on tehnyt tärkeää työtä, kiitokset siitä, mutta tämä viimeisin ehdotuksenne, eli että tämä jäisi parlamentin käsiteltäväksi ja että me päättäisimme, miten pääsemme tästä yhden yksimielisen päätöksen säännöstä. Me tiedämme, että on olemassa erinäisiä jäsenvaltioita, jotka harovat vastaan muun muassa CCCTB ja digitaaliveroa vastaan. Niin kauan kuin jäsenvaltiot voivat haroa vastaan, niin emme pääse eteenpäin. Tästäpä syystä pelkkää vetoomukset eivät riitä. Meidän täytyy taistella myöskin EUn sisäisiä veroparatiiseja vastaan. Mainittakoon pari. Luxemburg yhtenä. Siellä rahastotuottoja ei veroteta ja sitten Alankomaat, siellä lisenssejä ei veroteta. Jos niiden suhteen ei toimita avoimesti, niin emme voi toimia maailman näyttämällä esikuvana. Kiitoksia. SD puolesta Kiitos. Olen ylpeä työstämme Euroopan parlamentissa. Me olemme moottorina, kun me suljemme verojen porsaanreikiä. Jos jäsenvaltiot panevat täytäntöön, mistä nyt päätämme, niin silloin se olisi todellinen vallankumous eurooppalaisessa verotuksessa. 250 miljardia euroa menevät hukkaan veronkierron takia. Mitä tällä kaikella voitaisiin tehdä? Kaikki nuoret voisivat saada työtä, työtä, mutta mikä tässä nyt on esteenä sitten jäsenvaltiot? Yksimielisen, yksimielinen päätösteko verotusasioissa pitää lopettaa. Tässä valtiovarainministeriöt jumittavat, kun on kyse avoimuuden lisäämisestä. Me haluamme tietää, missä isot konsernit maksavat veroja ja missä eivät. Ja loppujen lopuksi sitten Euroopan laajuinen vähimmäisveroaste. Äänestäkää sen puolesta huomenna, kun äänestämme tästä mietinnöstä. Kiitos. ECR puolesta herra Zille, puolitoista minuuttia. Uh, uh, paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisa komission jäsen. Alkuun haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä ja kaikkia, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon tätä tekstiä laadittaessa. Tämä on erittäin tärkeä teksti ja tämä on ollut aika lailla hankalaa harjoitus, kun tarkistuksia on jätetty niin paljon on pesu on melko suuri ongelma kautta Euroopan ja taisteluun täytyy panostaa jatkossakin suuressa määrin. Minun mielestäni tässä tekstistä on selvästi luettavissa, mitä pitäisi tehdä. Täällä viitattiin jo äh, äh, kultainen viisumiasia ja yhteistyö FIU-selvittelykeskusten kesken. Mutta minun mielestäni meidän täytyy huomioida, että yhtäältä täällä tuomitaan, että erinäiset pankit tekevät äh, rahanpesutoimia, mutta tämä on laajempi ongelma. Eli tämä on järjestelmä liittyvä ongelma. Valitettavasti ehdotukseni äh, ei mennyt läpi valiokuntatasolla. Tähän voimme varmaankin palata. Meidän täytyy vain varmistaa, että me otamme tämän asian jatkossakin huomioon ja ymmärrämme, että on olemassa pankkisektorilla kysy aloja, jotka ikään kuin edesauttavat rahanpesutoiminnan toteutumista. Toisaalta taas tekstissä sanotaan, että EU pitäisi puhua yhteen ääneen äh, FATFS, mutta on olemassa monia jäsenvaltioita, jotka eivät kuulu tähän FAT-ryhmään. Mutta tällaista epäoikeudenmukaista toimintaa harjoitetaan myös Euroopan unionin ulkopuolella. Kiitoksia. edustaja jäsen. Kiitos puhemies komission jäsen. Sitten aivan alusta lukien, LuxLeaksista lukien, Euroopan parlamentti on ollut johtoasemassa torjuen rahoitus talousrikoksia, verovilppiä, veropetoksia. Taks, kakkonen ja panavaliokunnat jatkuvasti ovat tuoneet esille näitä kysymyksiä. Suosituksemme niiden hoitamiseksi ovat olleet tärkeitä. Tax 3-valiokunnasta saamme viimeisen esimerkin tästä työstä. Se on auttanut laaja tukea myös valiokunnassa. Kiitos esittelijöille, varjoesittelijöille, koordinaattoreille ja kaikille muille kollegoille, myös henkilöstölle ja sihteeristölle. Jälleen kerran olemme hahmotelleet suosituksia toiminnaksi Euroopan unionin tasolla. Komissio on laajasti vastuussa tästä, on tehnyt tärkeitä aloitteita, mutta jäsenvaltiot eivät tee riittävästi. Neuvosto jatkuvasti on laahannut jäljessä veroasioissa ja on aivan selvää, että EU-toimielinten näkökulmasta katsoen neuvosto on heikoin linkki. Ilman poliittista tahtoa ei saada aikaan nopea edistystä. On olennaista, että Euroopan neuvosto keskustelee näistä asioista, jotta päästään eteenpäin. Ilman sitä juutumme tähän. Parlamentti jatkaa kyllä omaa työtään ja tutkii verorikoksia EU-ssa, mutta ilman johtajien toimintaa me jäämme vain noidan kehään eurooppalaiset ansaitsevat parempaa. Kiitos. Thank you, Kiitos, herra Jezek. Vihreän puolesta minuutin ajan Ruva Scott Keitel, olkaa hyvä. Very much. Kiitos puhemies. Veronkierto on kansalaisten kannalta tärkeää. Se nimittäin rikoo yhteiskunta rauhaa ja aiheuttaa ongelmia, joten miksi emme etenemme asiassa? Yksi suuri syy on siinä, siinä, että meillä on yhdistynyt kuningaskunnan Alankomaat ja Luxemburg esimerkiksi, jotka ovat EUn sisäisiä veroparatiiseja. Ne puhuvat kyllä asiasta, mutta estävät edistymisen. On nyt hienoa, että tämä parlamentti on halunnut kieltää postilaatikkoyhtiöt ja kultaiset viisumit. Vihreät kuitenkin haluaisivat mennä pidemmälle. Me haluaisimme vähimmäisveroasteen EUn laajuisesti, jotta veronkiertäjät – ja halusimme, että veronkiertäjät eivät saisi jo julkisissa hankinnoissa olla mukana. Kun tämä vaalikausi loppuu, me voimme olla tyytyväisiä veroasioiden edistymiseen, mutta me tarvitsemme uutta parlamenttia asian edistämiseen. Toivottavasti uusi parlamentti siis haluaa, kuten mekin, taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Edustaja Gurvan, Kiitos puhemies. Tämän mietinnön äänestyksen myötä päätämme työn koko kaudelta, jotta voidaan saada selville, missä ovat porsareijät, että me menetämme miljardeja ja miljardeja ja miljardeja veropetoksiin ja verovilppiin. Euroopan union hyvät naiset, on tunnettu kaikkialla siitä, että on budjettikuristumusta ja sosiaalisia oikeuksia leikataan ja sitten mantrana, että ei ole rahaa. Että että pitää kiristää vyötä, kun sitten kansalaiset näkevät, että tämä sama Euroopan unioni, jolla pääoma kyllä on, Luxemburgissa on helpottanut verovilppiä, suuria omaisuuksia on mennyt monikansallisten yritysten taskuja, pelkkiä julkilausumia kuultu. Aina kun on uutta lainsäädäntöä, niin aina löytyy reikä, että rahaa katoaa valtavissa määrin. Tämä mietintö on ikään kuin Sveitsi, joka kyllä näyttää, noudattaa kansainvälisiä läpinäkysääntöjä. Mihin asti täytyy mennä, että Euroopan unioni asettaa Sveitsiä kohtaan taloudellisia pakotteita, että kaikki muutkin noudattaisivat, muutkin veroparatiisi. Kuinka paljon aikaa vielä täytyy hukata, että Euroopan unionin komissio sanoisi jäsenvaltio Luxemburgille, Maltalle, ja, että ne ovat veroparatiisia. Kuinka paljon aikaa täytyy vielä uhrata ennen kuin voidaan pääl, täällä päättää, että ei anneta vain suosituksia, vaan velvoittavia toimia, että päästään eroon verovilpistä ja veropetoksista. Koska sitten ruvetaan tekemään ratkaisevia päätöksiä, ettei pääoma vapaasti enää liikkua, muuten tämä on pelkkää paperia. Kiitos. seuraavaksi FD-ryhmän puolesta minu- puolitoista minuuttia herra Coburn. Thank you, Mr. President. Herra puhemies, kiitoksia. Veron kierron ja verovilvin välillä on eroa Veropetos on rikos, mutta veron kierto on laillista verojen kiertämistä. Kukaan ei halua maksaa veroja, jos ei ole pakko, mutta on olemassa sellainen pakko äh, rajoittaa verotuksen määrää. Ihmiset ovat investoineet yrityksiin, mutta tarkoituksena ei ole vain paisuttaa EUn kukkaroa kansalaisten veroeuroilla. Vain yritystoiminnan kautta voidaan luoda työpaikkoja, ei byrokratian kautta. Meidän täytyy leikata byrokratiaa, jotta PK-yritykset voivat kukoistaa ja luoda työpaikkoja. Ja tästäpä syystä PK-ala on vahva ja työttömyysluvut alhaiset. Ranskassa ilmeisesti ollaan eri mieltä asiasta. Rahan pesu on tietenkin paha asia, mutta terrorismin linkittäminen tähän on vain tekosyy, kuten aina. Tämä ei maksa yhtään mitään, jos halutaan puuttua terroristien toimintaan. Tarkoituksena on vain puuttua ihmisten asiaan ja yritysten toimintamalliin. Tästäpä syystä UK toivottavasti eroaa Euroopan unionista, mutta pyydän min puolesta anteeksi siitä, mihin olemme ajautuneet. Sitomattomuuteen puolesta minuutin ajan herra Sosnierz. Tytuł tego sprawozdania powinien brzmieć Nie kradnij. Kiitos. Tässä nyt valtiot eivät vain halua kilpailua, Hallitusten toiminta e, itse asiassa ottavat rahaa toisilta pois ja antavat sitä toisille. Hallitukset vievät meidän säästömme ja hallitukset sallivat pankkien lainata rahat moneen kertaan. Jos normaalit ihmiset tekisivät niin kuin hallitukset, he joutuisivat telkien taakse. Ei veronkiertoa pitää tässä, tässä torjua, vaan pitää selittää verojärjestelmä. Verojärjestelmässä on kyse siitä, että otetaan rahaa toisista, annetaan muille. Veronkierto on itse asiassa aivan tarpeen, jotta me voimme taata sen, että rahat eivät mennä typerien poliitikkojen käsiin, jotka vaan haaskaavat rahat. Tässä sanottiin, sanottiin että tässä menee rahaa hukkaan. No, ei, silloin nämä rahat, jos menisivät parlamentille, ne menisivät tavallaan meppien lomailuun tai Erasmus Plussaan. Edustaja Karas, puolet minuuttiin. Komissaamme. Puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. 410 suositusta on esitetty rahanpesun, veronkierron ja veropetoksen kitkemiseksi, verooikeudellisuuden vaalimiseksi. On suurin paketti kautta aikojen. Tämä osoittaa sen, että me tiedämme, mitä on tehtävä. Ja meillä on olemassa myöskin suuri tuki täällä parlamentissa näiden toimien takana, myöskin komissiossa, mutta meillä on yksi ongelma. Poliittista tahtoa ei jäsenvaltioista tahdon löytyä, ei haluta ryhtyä taisteluun. Yksimielisyys aiheuttaa vastaan haromista. Ja tästäpä syystä vetoakin jäsenvaltioiden suuntaan. Lopettakaa tämä vastaan harominen, luopukaa yksimielisyyden periaatteesta, jotta digivero saadaan aikaiseksi, jotta yhteinen yhtiöveropohja saadaan luotua, jotta maakohtainen verotukseen liittyvä raportointi toteutetaan, jotta transaktioverojärjestelmä saadaan toteutettua. Kiitos, kiitos, Rakaras. Olen paljon täytyy pitää kiinni puheen, josta on aina aika paineita. Seuraava puhuja on edustaja Tang, kaksi minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. Ensinnäkin kiitoksen sanat mietinnöstä ja esittelijöille, Niedermayerille ja Kufutille, erinomainen mietintö, mutta myös komission jäsenelle Pierre Moskovisille joka on käyttänyt väsymättä nämä viisi vuotta kaikki mahdollisuuksia, jotta verot olisivat tapetilla menestyksellisesti. Arvostan kovasti teitä näiltä osin. No sitten itse asiaan, puhemies. Tämä jatkuva eriarvoisuuden kasvu veron välttelyn kasvattamana, se vie suuren osan PKTstä – eikä voida maksaa terveydenhuollosta, koulusta tai muista asioista. Tämä koskee 99 prosenttia. Kasvava eriarvoisuus merkitsee myös jatkuvaa vastustusta, eli nyt meidän täytyy kantaa oma poliittinen vastuumme Euroopan unionissa. Kahdellakin tapaa ensinnäkin me tarvitsemme rakenteellisen uudistukseen yhteisöverotukseen. Komissio on sitä ehdottanutkin ja Euroopan parlamentti on sitä tukenut. Nyt meidän täytyy saada se myös kansainvälisiin keskusteluihin OECDssä. EU täytyy olla tässä yhtenä rintamana, että voittoja siirretä ja pidetään erillä varsinaisesta toiminnasta. Toiseksi, meillä on hyvä näyttöä siitä, että ainakin viisi Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat veroparatiiseja, paitsi nimeltään ehkä ja haitaten muita jäseniä. Heiltä riistetään oleellisia verotuloja. On nyt hyvä kutsua asioita oikealla nimillään, että Luxemburgia, Irlantia ja Alankomaita, Kyprosta, Maltaa EU-veroparatiiseiksi. Me olemme jo luettelemassa veroperintöjä EUn ulkopuolella. Eikö olisi vain johdonmukaista ja uskottavampaakin, että me nimeämme veroparatiisit EUn sisällä? Siksi kannettakoon oma vastuu, että hyväksytään 96 tarkistus huomenna. Kiitoksia edustaja Tang. Teille olisi sininen kortti. Herra Koupanolta, hyväksyttekö sen? Herra Koupan, siitä vaan. Um, thank you, Mr. Tang. Kiitos, herra Tang. Te olette nähneet keltaliiviliikkeen Ranskassa. Hehän eivät ole samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Ja totta puhuen, eivät tässä rikkaat saa paljon rahaa, vaan valtio tässä käyttää liikaa rahaa hulluihin järjestelmiin, eikä työläisluokka saa oikeudenmukaista osuuttaan eikä työtä. Tarvitaan vapaataloutta, kapitalistitaloutta, niin kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotta saadaan töitä. Ei työpaikkoja pidä hallituksen luomana tulla, vaan elinkeinoelämän. Herra Kopen, oliko se ensimmäinen viimeinen virke kysymys? Jotenkin yritin kaivaa kysymystä sieltä. Herra Tang, olkaapa hyvä, yrittäkää. Uh, <laughs> Puhemies, kiitos. No yksi esimerkki. Para, paradospaperista. Nike sijaitsee Alankomaissa, maksaa 31 prosenttia voitostaan 2007

veronkiertoja ja verotuksia vastaan. Olen osittain olen tyytyväinen, osittain tyytymätön ja omat toiveeni sitä myös tulevaisuutta varten. Olen tyytyväinen siihen, että kymmenen vuoden jälkeen kiitos värkäytysten ilmi, ilmiantajien ja meidän toimintamme ja myös erinomaisten esittelijöiden on saanut enemmän läpinäkyvyyttä aikaan myös verotoimintaan. Yhä enemmän myös tämä käsitys on saanut tukea täällä se on meidän ajatustemme voitto ja siitä olen iloinen. Katkerimielin olen siitä syystä, että ei ole riittävästi poliittista tahtoa nähtävissä, jotta voidaan saada päästä sanoista tekoihin, niin että tehdään tarvittavat uudistukset, kuten esimerkiksi valmisteverot ja makotainen raportointi. Me haluamme, että tulevaisuudessa kansalaiset saavat vallan käsinsä niin, että ne pääsevät enemmistöön, jotka yleistä etua ajavat, eivätkä niinkään monikansalliset yritykset, niin että oikeudenmukainen verotus olisi Euroopan hankkeen ytimessä. Ja vihdoinkin siitä tulisi todellisuutta. Kiitoksesta seuraavaksi herra Kaffi, minuutti. Chairman. Puhemies, kansallisten parlamenttien oikeus verotuksen puolella. Sitä on vaalittava. Tähän ei pitäisi puuttua missään muutoa, mutta kansallisten hallitusten täytyy taistella veronkiertoa vastaan ja vaalia avoimuutta. Teksti osoittaa, että parlamentti kuulee, kuuntelee, mitä kansalaiset sanovat osaltaan tähän liittyen, mutta heräkin kysymys, kuuntelevatko hallitukset? Takse kolme mandin aikana kävi ilmi, että on luotu uusi järjestelmä muun muassa kahden ja puolen miljardin verojen maksamatta jättämiseksi. Irlannissa Apple on hoitanut tämän omalla kuviollaan ja näyttääkin siltä, että Apple rikkoo irlantilaista verolainsäädäntöä, mutta hallitus ei korvansa lotkauta, joten nyt on katsottava, onko tämä laillista valtion tukea. Jos emme puutu tämän tyyppiseen valtavaan yritysten laajamittaiseen veronkiertoon. Kiitoksia, edustaja Funtulis, minut. Όλοι πλέον θα έπρεπε να μπορούν να αντιληφθούν τις εγγενείς Kiitos. Panamaan paperit, LuxLeaket ja muut skandaalit ovat jo näyttäneet, miten laaja tämä ongelma on. Sisämarkkinoita ei ole todella niin kauan kuin kansalliset verojärjestelmät ovat erilaisia. ja Näin vain isot yritykset voivat välttää veron maksamisen. Tämä tarkoittaa oikeastaan, että jos kuitenkin verooikeuden kansallisella tasolla poistaminen niin silloin kansallinen suvereniteettikin poistetaan. Me emme halua näistä oikeuksista luopea. Me olemme Euroopan parlamenttina ainoa suoraan valittu elin. Euroopan parlamentti tätä ei voi sallia. Aha haluaisin uh, oman maani kansallispäivänä toivottaa kaikille onnea menestystä. Edustaja Sander, kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. TAX 3 valiokunnan työ on vahva viesti ennen vaaleja. Se osoittaa vahvaa tahtoa ja korkeaa tavoitetasoa jäsenten parissa torjua rahanpesuuta, verokiertoa ja kaikkia ratalousrikoksia ylipäätään – mutta nyt pallo on jäsenvaltioiden kenttäpuoliskolla on tärkeää, että he osoittavat myös poliittista kunnianhimoa vielä enemmän seuraavalla kaudella, että Euroopan parlamentin ehdotukset olisivat pohjana myös seuraavissa toimissa. Meillä on iso urakka edessämme. Meidän täytyy korostaa ennen kaikkea yhteisöveropohjan yhdenmukaistamista ja torjua alvopetoksia ja myös digiyrityksiä on verotettava, mutta varsinkin jäsenvaltioiden on kannettava oma vastuunsa. On olennaista, että me pääsisimme määräenemmistöpäätöksiin aiheissa, jotka liittyvät verotukseen. Se on ainoa ennakkoedellytys, jota saadaan aikaan enemmän oikeudenmukaista, oikeudenmukaista verotuksesta. Sitten seuraavaksi herra Sant minuutin ajan. Kaikkien toimien pitää perustua näyttöön. On valitettavaa, ettei tekstissä tätä huomioida laisinkaan. Tässä otetaan huomioon vain ja ainoastaan väitteet ja olettamukset. Mutta tässä ei huomioida laisinkaan faktoja. Mitä tulee taas toimintaamme, niin täällä puututaan kylläkin, mitä Pilatuspankki on Malta, Maltassa tehnyt, mitä Saksan pankki tai Saksassa on tehnyt, se jää huomiotta kokonaisuudessaan. Ja sitten hyväksytään yksi ainokainen kaikkiin eh, valtioihin sovellettavissa oleva järjestelmä. Me tarvitsemme vain ja joustavaa lähestymistapaa, jotta järjestelmä voisi toimia. On tietenkin selvää, että myöskin poliittiset huomiot täytyy huomioida, mutta nyt tässä kyllä todellakin ö, voidaan puhua todellisesta populismista, joten voidaan kyllä suoraan sanoa, että tämä teksti ei toimi, ei alkuunkaan. Kiitoksia. Edustaja Gomez esittää sinisen kortti teille, hyväksyttekö? Herra Sant, Rova Gomez esittää teille sinistä korttia, hyväksyttekö? Rova Gomez, olkaa hyvä. Yes. I totally disagree. Olen täysin eri mieltä kanssanne, herra Sad. Haluaisin kysyä, mitä olette tehnyt estääksenne, että teidän maanne Maltanne on ryhtynyt veroparatiisiksi? Oletteko kyseenalaistaneet sen toiminnan järjestäytyneessä rikollisuudessa ja myös terrorismissa? Mitä olette tehneet sen estämiseksi? kryptovaluutat, korruptiot, kaikki tämä tuli esille Panama-papereissa. Kaksi teidän hallituksenne jäsentä, jotka ovat edellinen hallituksessa, vaikka heitä syytettiin Panama-papereissa, mitä olette tehneet kaiken tämän ratkaisemiseksi? Edustaja Sant. Puhemies, toistan, mikä juuri luin. Valitettavasti mietintö, ja tuki sitä, huomio vain pinnalliset epäilyt huolimatta näistä tiedoista, niin hänen mielestään, hänen maailmankuvassaan, kymmenen vuotta sitten tilanne oli muun. Ja ei näin voi vakavasti otettava varmasti jäsen edetä. Raki Gold, minuutti. Kuluneen viiden vuoden aikaan neljässä erityisvaliokunnassa on käsitelty rahapesua ja talousrikoksia ja kuluneen viiden vuoden aikana on otettu enemmän harppauksia oikeaan suuntaan taisteltaessa talousrikoksia ja rahanpesua vastaan suhteessa siihen, mitä edellisen 20 vuoden aikana on saatu aikaiseksi. Mutta toisin kuin, kuin mitä komissio ehdottaa, niin asia ei etene, koska jäsenvaltiot harovat vastaan. Valitettavasti Saksan suuri koalitio on tässä mukana digitaali vero eurooppalaisella tasolla ja suurten yritysten toteuttamien veromaksujen avoimuutta ei hyväksytä. Ja tällainen vastaan harominen sen pitää päättyä. Tähän pitää puuttua myöskin vaalitaistelun aikana. Me emme voi puhua verotuksellisesta oikeudenmukaisuudesta ainakaan täällä, jos sitten taas liberaalit, sosiaalidemokraatit ja muut neuvostossa harovat näitä samaisia ehdotuksia vastaan. Kiitoksia. Täällä on sininen kortti kollegalta. Hyväksyttekö? Olkaa hyvä. Kiitos. Minäkin olin näissä kolmessa taksissa valiokunnassa jäsenenä ja myös Panama-paperin tutkintavaliokunnassa. Ja on hienoa, että nämä väärinkäytösten ilmoittajat ovat toimineet ja myös toimittajat tehneet hyvin tarkkaa työtä. Kysymykseni kuuluu, miksi jäsenvaltiot ovat, ei, valtiovarainministerit ovat näin hitaasti edenneet? No, miksi he ovat edenneet niin hitaasti? He, he, ö, miksi he eivät ole sanoneet, että tämä kaikki voitaisiin tehdä eurooppalaisella tasolla? Arvoisa kollega Mann, on tietenkin valitettavaa, että te piakkoi kuulu enää tähän Euroopan parlamenttiin. Osasin arvo, arvostaa teitä luotettavana yhteistyökomppanina. Sanottako tämä näin henkilökohtaisella tasolla? Miksi sitten jäsenvaltiot eivät toimi? On olemassa pieniä valtioita, jotka tienaavat sillä, että muualla tuotettu raha verotetaan alhaisella veroasteella omassa maassa. Tämä haittaa koko veromarkkina-aluetta. Se tietenkin edellyttää melkoista ideologista lähestymistapaa. Työmme alkumetreillä puhuttiin jatkuvasti tästä verokilpailusta, mutta onneksi tilanne on muuttunut. Herra Schöder, vain minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Viime vuosien vero rahoitusskandaalit ovat näyttäneet, minkälaisella mielikuvituksella ja rikollisella energialla yritykset ja muut kiertävät veroja ja tekevät veropetoksia. Ja tätä kautta satoja miljardeja euroja jää valtioilta saamatta. Nämä äh, miljardit puuttuvat sitten esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmästä. Me haluamme verotuksen oikeudenmukaisuutta ja me tarvitsemme parlamentin, jolla on demokraattinen vahva instrumentti tämän verojärjestelmän oikeudenmukaisuuden puolesta. Siksi me tarvitsemme pysyvän valiokunnan, joka käsittelee talousrikoksia ja veropetoksia, mutta jolla myös on poliittista tahtoa ottaa käyttöön vähimmäisveroasteet ja estää tehokkaasti veronkiertoa. Kiitos kollegat. Tästä lukien lukuun ottamatta tätä poikkeusta, tämä on viimeinen sininen kortti nyt, jonka en voi aikaisyystä enää hyväksyä niitä. Täällä on moni pyytänyt myös mahdollista puhua keskustelun puheenluetteella. Hyväksytkö tämän sinisen kortin, herra Schilderhan? Olkaa hyvä. Tämä viimeinen sininen kortti. Powiedział pan o sprawiedliwości podatkowej. E, jest Kiitoksia. Verotuksellinen oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että saan pitää tienamani rahat. Miksi teillä pitäisi olla oikeus tarkastella, mm, paljonko ihmisellä on rahat taskussa ja sitten vielä verottaa sitä? Hyvä kollega, totta kai te ymmärrätte verotuksen oikeudenmukaisuuden eri tavalla kuin minä. Minulle kyse on siitä, että tässä nyt yritykset ovat maksaneet alhaisia veroja ja muiden kustannuksella. Haluaisin todellisia tehollisia verotusasteita Euroopassa, jotka estäisivät sen, että terveydenhuoltojärjestelmä rapautuu. Me tarvitsemme oikeudenmukaisia kehitysmahdollisuuksia kaikille EU-kansalaisille jäsenvaltioissa. Kiitos seuraavaksi edustaja Salafrankka, minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää tehdystä työstä ja sitten kun olen kuullut komission jäsen Moskovissa ja muitakin ministereitä, yrittäjiä, asiantuntijoita, ja nyt olemme tehneet joitakin suosituksia Euroopan kansainvälisenkin työn osalta, jotta voidaan torjua veropetoksia, yksinkertaista myös yhteisöverotusta, jotta voidaan torjua rahanpesua, vahvistaa kahta alaa, jotka ovat erityisen tärkeitä näinä aikoina ja jotka eivät olleet muissa valiokunnassa esillä, enittäin digiverotus ja alvepetokset. On yksi asia, joka minua kiinnostaa erityisesti, nimittäin yhteistyö jäsenvaltioiden kesken. Se on ollut yllättävän tehotonta. Tekstissä sanotaan, että yhteistyö on ollut puutteellista ja hidasta. Haluan, että tämä otetaan nyt vakavasti. Luvut kertovat, korotonta kertomaa ja meidän pitäisi nyt todella päättäväisiä kansainvälisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kesken. Kiitos puhemies. Thank you, Mrs. Kiitos herra Salafranca. Sitten Rova Gomes, minuutti. Oikein paljon kiitoksia. Tässä puhutaan Euroopasta, jota emme kaipaa. On viitattu Luxemburgiin, Alankomaihin tai jopa Madeiraan ja City of Londonin. Puhutaan kikkailusta rahan kanssa ja viitataan kaiken maailman veronkiertäjiin, mutta samalla pistetään rahaa palaamaan, kun pankkeja pelastetaan, vaikkakin raha kaivattaisiin koululaitoksen puolella. Veroparatiiseista ei välitetä laisinkaan. Ja mitä tulee suuriin teknoyrityksiin, ne toimivat ilman sen kummempaa verotusta. Ja arvonlisäveropetostoiminta jatkuu jatkumista. Me tarvitsemme uudenlaisen lähestymistavan. Meidän on saatava muutos aikaiseksi. Me tarvitsemme Euroopan, jossa käytetään yhteistä yhtiöveropohjaa. Ja varsinkin meidän täytyy verottaa yrityksiä silloin, kun yritys, ympäristö on rasittu. Kiitoksia. Edustaja Kasa, minuutti. Kiitos puhemies. Meidän velvollisuutemme on puolustaa kansalaisia tästä syystä. Olen aina vastustanut vallan väärinkäyttöä. En voi koskaan hyväksyä korruptiota, varastelua kansalaisten kustannuksella – olipa sitten kuinka korkealla postilla tahansa. Kansalaisten etu olkoon ensisijassa aina. Täällä meidän täytyy suojella kansalaisiamme. Tämä mietintö on hyvä esimerkki siitä, mutta meidän täytyy olla myös johdonmukaisia. Vasemmiston ehdotukset verotuksen osalta eivät ole sovellettavissa monessakaan jäsenvaltiossa, eivätkä ne ole kansalaisten silmissä hyväksyttäviä, ainakaan meidän maassamme. Emme koskaan voi hyväksyä näitä erotuksia, jotka vain tähtävät siihen, että omia päätöksiä sidotaan verotuksessa ja verojärjestelmissä. Yötä päivää aion taistella kyllä korruptio vastaan ja samalla voimalla vastusta näitä ehdotuksia, joka liittyy kielteisiin vaikutuksiin työpaikkoihin monissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien muun muassa Malta. Minä haluan puolustaa myös jäsenvaltioiden suvereniteettia. Kiitoksia, herra Siimon, minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen Moskovicin hyvät kollegat. Viisi vuotta olen nyt edustanut taakse yksi, kaksi ja kolme ja Panama tutkintavaliokunnassa johtanut sosiaalidemokraattien ryhmää. Me olemme te- ottaneet edistysaskeleita hallinnollisissa asioissa ja herra Moskovici komissiossa on ollut meille hyvä yhteiskumppani. Hän on yhdessä meidän kanssamme vetänyt yhtä köyttä, jotta saamme enemmän oikeudenmukaisuutta verotukseen ja parempaa rahanpesun torjuntaa, mutta jos haluamme myös tulevaisuudessa olla toimintakykyisiä. Me tarvitsemme pysyviä rakenteita. Minun ryhmäni on tästä tehnyt tarkistuksen. Pitää olla selvää, että meidän pitää valiokuntarajat ylittävästi tehdä yhteistyötä, sillä meidän pitää tässä saada yleiskatsaus. Esimerkiksi talousvaliokunnassa on eri näkökulma kuin Anna Komesilla esimerkiksi toisessa valiokunnassa. Olen pahoillani, mutta aika loppuu loppui kesken, olen pahoillani vielä kerran. Ja nyt herra Hayes, minuutti. Thank you, President. It was said in this debate puhemies, kuten täällä on sanottu, tämä on lain käyttöön liittyvä yhteisö ja verotuksessa sopimuksen mukaisesti vaaditaan yksimielisyyttä, jotteivät suuret jyrä pienempien yli. Ja toisaalta taas en voi hyväksyä sitä väitettä, etteikö olisi päästy eteenpäin. OECD BEPS-prosessin osalta on päästy eteenpäin yhtä lailla maakohtaiseen raportointiin liittyen ja myöskin silloin, kun puhutaan veroviranomaisten velvoitteista. IMLD e 4 osaltakin on päästy eteenpäin, mutta valitettavasti yhteisymmärrystä ei löydy neuvostosta digiveroon, transaktioveroon tai yhtiöveropohjaan liittyen. Se on fakta. Meidän täytyy ryhtyä komissiossa toisenlaiseen toimintaan, eli katsoa, mitkä ovat parhaat lähestymistavat, ottaen huomioon maakohtaiset raportit. Eli katsotaan, mitkä ovat ne parhaat käytänteet, raportoita niistä vuosittain. Silloin päästäisiin tässäkin eteenpäin. Kiitoksia kovasti. Edustaja Radev, minuutti. Hyvät naiset ja herrat, viimeaikaiset skandaalit, Panama-paperit, LuxLeaks, mm, biljoonat, jotka on pesty Euroopan pankkeissa, osoittavat, että Euroopan unionin tiukkoissa säännöissä on paljon vielä porsaanreikiä jotta voitaisiin tehostaa verokierron ja verovälttelyn torjuntaa. TAX kolme valiokunnan mietintö sisältää joukon suosituksia ja myös vahvoja erotuksia, muun muassa se, että luotaisiin eurooppalainen rahoituspoliisi. Ei voida hyväksyä, että jäsenvaltiot kieltäytyisivät tiedon vaihtamisesta. Meidän täytyy päästä salassapidokulttuurista. Olen iloinen siitä, että direktiivi rahoitustiedon vaihdosta myös luo pohjaa uudelle yhteistyölle myös selvitysyksikkö ajatellen. Toivottavasti seuraavalla kaudella tiedonvaihto tehostuu entisestään. Kiitos kollega, kiitoksia kovasti. Kollegat, nyt keskustelu ilman puhujaluetteloa. Täällä on melko pitkä luettelo, eli aion tarkkaan seurata kelloa minuutti vain kullakin puhujalla. Edustaja Zrzewski nie chciałbym aby powstało wrażenie że jest dobrze. Minulla tulee sellainen vaikutelma, että nyt kaikki on hyvin, koska olemme valmistelleet lainsäädäntöä. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tässä keskustelussa, minähän olin mukana tämän mietinnön laatimisessa, tämän työn työn parissa tuli enemmän esille ongelmia kuin ratkaisuja. Haluaisin muutamasta ongelmasta puhua. Kultaiset viisit, viisumit ovat valtava ongelma ja toiseksi päätöksentekoprosessit, jotka ovat hitaita. Kolmanneksi meillä on porsaan reikiä lainsäädännössä ja EU:ssa on myös varoparatiiseja. Haluaisin tästä huomauttaa sillä, Lainsäädäntö ja sanat paperilla eivät muuta mitään. Meidän pitää olla johdonmukaisia ja pitää saada aikaiseksi sopimuksia, jotka ovat todella tehokkaita. Seuraavaksi on edustaja Caputo. Kiitos puhemies. TAX 3 valiokunta on laatinut hyvän mietinnän. Euroopalla on vakava ongelma rahanpesussa, veronkierrossa ja veron välttelyssä. Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät riittävästi tehneet, jotta voidaan porsareja tukkia. Jopa moni hallitus on osoittanut puutteellista tahtoa torjua talousrikoksia, veronkiertoa ja se on johtanut heikompaan veropohjaan. Euroopan komissio ei ole ehdottanut riittävää uudistusta, jotta hallitukset ryhtyisivät toimiin. Luxemburg, Belgia, Kypros, Unkari, Irlanti, Malta, Alankomaat ovat esimerkkejä käyttäytymisestä kun olisivat veroparatiiseja. Tilannetta ei voida sallia pidempään. Europol on ollut liian rajoitettu toiminnassaan Täytyy olla myös kansallisia voimia, tehdä lisää yhteistyötä, on, tarvitaan rahoitus poliisi Euroopan mittakaavassa, jolla riittävästä tutkintavaltaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Rondo. Hyvät naiset, minä uskon, että Euroopan unioni on tehnyt tässä hyvää työtä. Herra Moskovisi, niin ikään. Mielestäni nyt on selvät sosiaaliset hälytyskellot soineet koko Euroopassa liittyen veron kiertoon ja mitä on tapahtunut Euroopan unionissakin. Tässä on kaksi asiaa, jotka on tuomittava. Ensinnäkin minä uskon, että jäsenvaltion välinen yhteistyö ei ollut riittävää, totta puhuen. Minä uskon, että meidän täytyy välttyä siltä, että jäsenvaltiot keskenään aiheuttavat toinen toisilleen vahinkoa. Toiset hyötyvät toisista tavalla, joka on häpeällinen. On veroetuja annettu yrityksille muiden vahingoksi. Siitä on päästävä eroon. Sisämarkkinoiden on oltava yhtenäiset, sitä ei voida sallia. Ja kuten totesin, toiseksi myös sitten tämä yksimielisyyssääntö. Siitä on veto-oikeus tullut käytännössä näille maille, jotka eivät halua panna omia nurkkiaan kuntoon. Siitä on päästävä eroon passarel-lausekkeella. Ja vaaditaan myös, että saadaan neuvostossa aikaan yhteisymmärrys. Siksi tarvitaan vielä työtä myös perussopimusten uudistamisessa. Roy Tomacic arvoisa puhemies nije pitanje trebamo li se boriti. tässä ei ole kysymys siitä pitäisikö torjua mm, talousrikoksia, veropetoksia tai veronkiertoja. Ei vaan kyse on siitä, miten niitä voitaisiin torjua tehokkaasti. Näin voisimme saada mm, varoja myös muihin toimiin. Tämä mietintö, kuten muutkin, ehdottaa, että luotaisiin ylikansallisia rakenteita. Se ei ole tarpeen, sillä tälläkään hetkellä kansallisten tahojen välinen yhteistyö ei ole ihanteellista. Pitäisi siis parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Tässä halutaan harmonisoida veroasteita. Se ei ole hyvä idea verojärjestelmän yksinkertaistaminen harmonisaation sijaan olisi parempi idea, sillä kun me torjumme veropetoksia, niin voisimme myös kasvattaa talous, talousta ja luoda työpaikkoja. Edustaja Ward, minuutti. Unlike most of us. Toisin kuin useimmat meistä, niin erinäiset suuret yritysjuhtajat ovat sitä mieltä, että ei tarvitse maksaa oikeudenmukaista veroa. On valitettavaa havaita, että Theresa May vaikkakin on Brexitissä mukana, niin Eurooppa silloin kun se pyrkii taistelemaan verotusrahoitusta, rikollisuutta vastaan. Valitettavasti julkiset palvelut on ajettu polveluun, polvilleen ja tämän kokevat luisaan juuri vähäosaisimmat, mutta konservatiivit ovat aina pitäneet puoliaan pankit, suuret yritykset, ne joilla on rahaa ja haluavat vielä enemmän. Ja tästäpä syystä Brexit pitää nähdä oikeiston hankkeena oikeiston hyväksi. Ja näin on tarkoitus tehdä UKsta offshore-veroparatiisi. Ja tämä tarkoittaa vain sitä, että muilla sektoreilla tilanne pahenee pahenemista. Kiitoksia. Edustaja Urtason. Kiitos kovasti. On ilmeistä, että mietinnässä on paljon toimenpiteitä peto, veropetosten ja rahanpesun torjunnassa, mitä on hyväksytty. Tästä on päästy eteenpäin, nyt täytyy vain neuvoston päästä eteenpäin monessa asiassa. Ja varsinkin, että saataisiin aikaan yhteinen yhteisöveropohja, joka olisi peruskivi, jotta päästään eteenpäin oikeudenmukaisessa verotuksessa. Toivottavasti mietintö tuo esille muitakin tärkeitä kysymyksiä, muun muassa, että päästään eroon yksimielisyyspäätöksestä. Ja sitten tämä kielteinen suuntaus, että jatkuvasti nimellistä yhtiöverotusta lasketaan monissa maissa. Vaikuttaa siltä, että joissakin maissa ei ole tajuttu, että tämä suuntaus on nyt olemassa. Espanjassa on laskenut myös nimellinen yhteisöverotus. Se on oikeastaan kuitenkin vastoin tämän talon enemmistön kantaa ja toivottavasti tämä mietintö saa taakse laajan tuen. Kiitos. Kiitos. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Veropetokset ja veronkierto sekä veroparatiisit, nämä kaikki vaikuttavat, vaikuttavat eivät pelkästään taloudellisesti, mutta myös sosiaalisesti yhteiskuntaamme. Tämä johtaa ääriajattelun lisäämiseen, jos varakkaat ihmiset käyttävät näitä kolmea välintä, välinettä. Ja sitten kun katsotaan, miten, miten keskiluokalla menee, se heikkenee koko ajan ja köyhyys kasvaa. Tämä kuilu on todellakin tuomittava. Ensinnäkin meidän pitää kieltää EU-varojen käyttö kaikilta näiltä postilaatikkoyrityksiltä ja veroparatiiseilta. Tarvitsemme todellista eurooppalaista verolainsäädäntöä, joka estää isojen yritysten veronkierron. Edustaja Sole, Tämän. Me olemme sitoutuneita oikeudenmukaisuuteen ja taisteluun verokiertoa ja verovälttelyä vastaan. Teksti on erittäin hyvä, mutta vaikka ö, faktat ovat pöydällä, niin meidän on tehtävä paljon enemmän, jotta päästään EU-laajuisesti oikeudenmukaiseen järjestelmään. Ja se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot hyväksyvät aggressiivisen verosuunnittelun tai jopa tarjoamalla veroparatiisiolosuhteet. Ja jos sitä kautta ö, verotulot vähenevät, niin se heikentää yleishyödyllisten palveluiden ö, tarjoamisen mahdollisuutta. Eli nyt täytyy saada aikaiseksi CCCTB ja digitaalisten palveluiden verojen osalta ratkaisuja aikaiseksi. Me tarvitsemme ratkaisuja, me tarvitsemme myöskin muutoksia yksimielisyysperiaatteeseen ja päästä määräenemmistöpäätösjärjestelmään. Ja meidän pitää olla tässä mukana yhteislainsäätäjänä, eikä vain ja ainoastaan lausunnon antajana. Kiitoksia. Edustaja Beres. President. Kiitos puhemies. Mietintö, joka hyväksytään huomenna, on päätös johdonmukaiselle yhtenäiselle työlle, jota parlamentti on tehnyt tämän kauden aikana yhteisen mielipiteen, yleisen mielipiteen jouduttamana myös monen skandaalin vuoksi, jotka ovat myös leimanneet tätä kautta. Ja totta kai saamme myös etenesuunnitelmaa seuraavaa parlamenttia varten, kunhan se vain pitää kiinni näistä suosituksista mukaan lukien myös se, että saataisiin aikaan pysyvää alivaliokuntaa. Nyt päästään eteenpäin myös siitä, että luovuttaisiin kultaiset viis, kultaisista viisumeista ja voitaisiin myös koordinoida työtä rahanpesun torjunnassa Euroopassa, mutta meidän täytyy vielä omat nurkat saada paremmin kuntoon Euroopan unionissa. Ja kuten monet ovat täällä minua ennen todenneet, meidän täytyy kutsua asioita oikealla nimillään. Euroopan unionissakin on alueita, jotka ovat veroparatiiseja. Ja meidän täytyy tämä todellisuus myös tunnustaa ja saada aikaa myös puhujan mikrofoni suljetaan. The last, the last to... Viimeisenä puhuu keskustelun puheenluettelolla edustaja Viekas. Eh, e Kiitos. Veropetokset ja veronkierto johtavat siihen, että biljoona euroa menevät hukkaan. Nämä rahat jäävät siis valtiovarainministeriöltä saamatta ja terveydenhuollosta ne puuttuvat ja suuri osa tästä menee myös ALV-petosten takia hukkaan. ALV on ainoa vero, joka, jossa voitaisiin tehdä paljon enemmän vielä harmonisoinnin osalla. Entä sitten varapera- par, veroparatiisit? Meidän pitää myös kyseenalaista EUn pyhä lehmä, nimittäin vapaa pääoman liikkuvuus harvat tämän myöntävät, mutta aggressiivinen verosuunnittelu ei ole yhteen sovitettavissa oikeudenmukaisuuden kanssa. Ylikansalliset yhtiöt käyttävät tässä poliittista voimaa. Komissioni olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, kiitos tästä vilkkaasta keskustelusta ja monista kommenteista ja kiitos mielenkiinnostanne ja siitä, että olette niin sitoutuneet tähän aiheeseen. Voimme varmaan yhteisesti olla ylpeitä saavutetusta edistyksestä, jotta voidaan verotuksen oikeudenmukaisuutta vahvistaa Euroopassa. Sitten 2014 vuoden me olemme hyväksyneet 14 ehdotusta, kahdeksan liittyen rahanpesuun, verovälttelyyn ja enemmän kuin viimeisen 20 vuoden aikana saatu aikaan. Ei kannata ollenkaan kaihtaa tätä ylpeyttä aihetta. Mutta vielä edessä on paljonkin muuta taistelua Kuten moni on todennut täällä, mietinnössä on paljon hyviä uusia ajatuksia. Kiitos. Sitten myös sen työn, mitä seuraajamme tekevät. Ensinnäkin sisämarkkinoilla tarvitaan myös väärinkäytösten vastainen lauseke yritysten verotusta ajattelen ja niin, että saadaan vähimmäisverotus mukaan myös OECD-keskusteluihin. Ei pidä vain hahmotella vaan se täytyy myös puolustaa vahvemmin. Ja totta kai minä olen halunnut lisää läpinäkyvyyttä myös verojärjestelmissä, joita sitten kutsutaan verovarapitiitesiksi vai ei. Mutta läpinäkyvyyden täytyy toteutua kaikkialla. Yhtäkään mustaa aukkoa ei saa olla yhdestäkään maassa, ei pientäkään epäilystä verotuksen optimoinnista. Totta kai verotuksen on oltava läpinäkyvää oikeudenmukaista yritystenkin kohdalla. Ja minusta Siinä tarvitsemme tämän yhteen yhdistetty yhteisöveropohja, se on vain luonnollista. Alan Lama Syrkin on tehnyt tästä merkittävää työtä tämänkin kauden aikana. Meidän täytyy jatkaa myös alvin uudistamista, jotta päästään eroon massiivisesta petoksista pelkästään rajat ylittävässä alvissa, siis Reonen kohdalla 50 miljardia euroa ja, ja siinä voitaisiin 40 miljardia säästää joka vuosi, jos saataisiin osa ainakin talteen. Ja meidän täytyy aggressiivista verosuunnittelua torjua jäsenvaltiossa. Se on tärkeä aihe sekin. Tämä tarvitsee sitten kunnianhimoa, taistelutahtoa, määrätietoisuutta, mutta minä uskon kyllä vakaasti, että säännöt on muutettava. Siksi toista vielä, että meidän täytyy ehdottomasti siirtyä myös määrä enemmistö päätöksiin. Ei ole kyse pelkästään sääntöjen muuttamisesta, vaan siinä perinpohjaisesti muutetaan myös koko ajatustapaa niin, että vihdoinkin nähdään todellisuus sellaisena kuin se on myös tämän päivän verotuksessa. Ja tämän myötä saataisiin aikaan myös tiettyä edistystä maailmalla, jos emme kerran täällä pysty keskenämme mitään luomaan, puuttumaan myös verotuksen suvereniteettiin. Minusta se on tärkeä teema myös vaalikampanjassa, ainakin minun osaltani, ja toivon, että jokainen teistä voi puolustaa tätä ratkaisua. Sitä paitsi aika moni puolusti tätä aika monella rintamalla täällä vasemmistosta oikealle. Minä olen realistinen, että totta kai siinä täytyy taistelu jatkaa ennen kuin se läpi menee. Nimittäin valitettavasti me joudumme siirtymään yksimielisyydestä määräenemmistöön yksimielisyyden päätöksellä mutta totta kai ministerit, valtiovarainministerit vielä ole siitä yksimielisiä ekofinissa. Totta kai keskustelevat siitä myös tulevina viikkoina Romanian kaudellakin. Ainakin toivon näin vakaasti ja eh, vetoan täälläkin tämän puolesta. Tiedän, että vastahan konsuutta on ja, ja siinä tarvitaan parlamentin painostusta. Se edustaa kansaa ja tästä syystä on hyvin perustavanlaatuista että me ottaisimme tähän kantaa kansalaistenkin edessä. Niin moni täällä mainitsikin, että jäsenvaltiokin kantaisivat oma vastuunsa ja siitä olen täysin samaa mieltä. Oli miten oli. Komission ja parlamentin täytyy jatkaa tätä työtä rinta rinnan, jotta saadaan aikaan verotuksen oikeudenmukaisuutta tulevassa kampanjassa, mutta vielä sen yli ja ohikin olla hyökkäyskannalla, saada kaikki osapuolet mukaan. Ja niin, että pidetään tämä myös esillä tulevaisuudessa sen takaamiseksi, että tästä tulisi yhtenä taistelu oikeudenmukaisuuden puolesta verotuksessa ja että tulella kaudella se myös toteutuisi. Mutta tässä ehkä tämä viimeinen puheeni tästä aiheesta tällä kaudella. Ehkä seuraavankin alussa ehkä vielä olen täällä Mm, sanoisin, että minä olen vakuuttunut siitä, että kun lähes viisi vuotta olen viettänyt teidän kanssanne, että tämä aihe kokoaa meidät yhteen. Se on kokoava aihepiiri myös jatkossa Euroopassa. Pitää paikkansa, että aina on ollut erilaisia näkemyksiä ja erityispiirteitä, mutta valtavan suuri enemmistö kuitenkin on antanut tukea mietinnöllenne niin, että voidaan ajatella tätä asiaa. Siitä on tullut eurooppalaisen asia ja se meitä yhdistää kokoa yhteen. Ja lopuksi vielä kiittäisin Euroopan parlamenttia tästä suurimmaisesta työstä, mitä täällä on tehty, jotta päästäisiin eteenpäin meidän rinnallamme, meidän kanssamme, jotta se voidaan saada läpinäkyvyyttä, torjua verokiertoa ja veropetoksia, mutta paljon työsarkaa vielä on. Taistelu jatkuu yhdessä. Mr. you have, you have your final two minutes on... Teillä on vielä viimeiset kaksi minuuttia tämän mietinnön osalta, herra Kufut. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tästä hyvästä ja tärkeästä keskustelusta ja tuesta tälle mietille. Ennen kaikkea kiitokset herra Niidenmaierille, yhteisesittelijälle kaikille TEX 3 ja edellisen valiokuntien edustajille, jotka ovat ajaneet näitä veroasioita ja torjuneet rahanpesua. Haluaisin kiittyä, kiittää erityisesti komissiota ja komission jäsen Moskovicia, mutta myös komission jäsen Jourovaa. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä rahanpesun torjunnan ja veroasioiden osalta. Olemme onnistuneet saamaan 14 lainsäädäntötekstiä läpi tällä kaudella, mutta tie, työtä on edessä vielä paljon verotusalalla herra Moskovici, olette aivan oikeassa. Euroopan on näytettävä tietä 2000-luvun yhtiöverotuksessa, joka on oikeudenmukainen kansalaisille ja jäsenvaltioille sekä myös yrityksille. Kuulin keskustelusta tänään, että tässä yritetään rankaista uusia e, e, isoja yrityksiä, herra Coburn näin sanoi. Haluaisin muistuttaa, että PK-yritysten verotaakka on yli 30 prosenttia korkeampi kuin isojen yritysten, joten haluamme taata oikeudenmukaisen verotuksen, niin meidän pitää torjua isojen yritysten veronkiertoa. Haluaisin sanoa, että työmme aikana me myös näimme, että jos on tarpeeksi rikas tai jos on iso yritys, voi olla oikeuden yläpuolella ja tällaista käytöstä ei pitäisi hyväksyä. Meidän kansalaisten edustajina pitäisi olla tiukkana monikansallisten yritysten edessä. Me olemme nähneet Panama-papereista, että tässä yritetään olla ei pelkästään verotuslainsäädännön yläpuolella, vaan muinkin oikeuden yläpuolella. Hyvät kollegat, kiitos paljon. Odotan innolla äänestystä huomenna. Tämä on kuitenkin pelkästään työn alku. Meidän pitää pitää myös täytäntöpanoviranomaiset vastuunalaisina, jotta työ jatkuu. Kiitos, kiitos koko tiimille. Tämä keskustelu päättyi tähän. Äänestys pidetään huomenna. Seuraavaksi tämän päiväisen esityslistan seuraava kohta, eli suullinen kysymys oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa. Ensimmäisenä puhuu, puheenvuoron saa kysymyksen esittäjä edustaja Intveld, viisi minuuttia. And we of course will also see, and we already see. Luonnollisesti jo huomaamme, että komission sen Jourovaa saapui saliin ja uskoakseni kollegat äh, haluavat kunnioittaa niitä, jotka puheenvuoroja käyttävät. Hyvät kollegat, jos voisin pyytää. Kunnian hetket voi viettää myöskin tuolla salin ulkopuolella. Edustaja Infeld, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. On harmi, ettei neuvosto ole paikalla, sillä neuvoston pitäisi olla osallistumassa tämän päivän keskusteluun mielestäni. Ennen kuin menen tähän suulliseen kysymykseen ja päätöslauselmaan, niin haluaisin muistuttaa teitä jälleen kerran siitä, mikä sai tämän koko prosessin käyntiin. Ja sehän oli Daphne Gawane Galician eh, eh, ja Jan Butchan ja hänen sulhasensa sekä eh, toisten toimittajien surmaamiset ja meidän täytyy aina muistaa heidän nimensä tässä yhteydessä ja varmistaa, että heitä unohdeta. Keskustelemme suullisista kysymyksistä ja päätöslauselman luonnoksesta, josta äänestetään myöhemmin tänä vuonna. Se on laadittu yhdessä kaikkein tärkeimpien poliittisten ryhmien kanssa ja oikeusvaltion periaatteen seurantaryhmä on ollut siinä myöskin taustalla. On käyty kymmenen kuukauden aikana kuulemisia vierailukäyntejä, videokonferensseja, keskusteluja eri viranomaisten, hallitusten, poliisiviranomaisten, syyttäjäviranomaisten ja monien monien muiden tahojen kanssa. Ja jos katsomme päätöslauselmatekstiä nykymuodossaan, se keskittyy Maltaan ja Slovakiaan, mutta eivät pelkästään niihin. Toisaalta siinä tietenkin korostetaan huolenaiheita ja kritiikkiä ja puutteita, mutta Kyllä siinä myös pannaan merkille myönteisiä kehityskulkuja. Ja uskon, että voimme oppia tästä sen, että Eurooppa toimii. On selvää, että EUn toimet auttavat jäsenvaltioita palaamaan oikealle polulle oikeusvaltioperiaatteiden suhteen, jos hairahduksia on tapahtunut. Päätöslauselmassa annetaan jotakin suosituksia, jotka on vedetty yhteen komissiolle tehdyissä kysymyksissä. Meillä on myös erityisiä suosituksia, jotka koskevat Mal- Maltaa ja Slovakiaa. Yksi osa-alue on se, että kehotamme komissiota aloittamaan oikeusvaltiodialogin Maltan kanssa. Se olisi mielestämme perusteltua. Aion myös tehdä tarkistuksia, joissa otetaan huomioon se seikka, että Maltan hallitus on nyt ilmoittanut panevansa täytäntöön suositukset komissiolta, mutta vuoropuhelua tarvittaisiin joka tapauksessa. Daphne Caruana Galician murha, murhan suunnittelijat on myös saatettava vastuuseen, ei pelkästään sen toteuttajia. Sitä vaadimme. Ja kultaiset viisumit, kultaiset passit pitää saada kitkettyä paitsi Maltalta myös muista jäsenvaltioista. Slovakiasta toteamme, että luultavasti murhan suunnittelija on saatu kiinni Jane Madinan tapauksessa ja korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia toimia todellakin tehdään maassa. Tästä huolimatta niin sanottu pyöröovijärjestelmä on yhä olemassa. Nähdään, että jotkut henkilöt, jotka ovat eronneet tietyistä tehtävistä, saavat toisia tilalle. Kehotamme Slovakian hallitusta myös pidättäytymään uuden medialainsäädännön hyväksymisestä ja parantamaan perustusoikeustuomioistuimen toimintaedellytyksiä. Sitten yleisesti voidaan todeta, että oikeusvaltioperiaatteen seurantaryhmässä on tullut selväksi, että Europolia täytyy vahvistaa, sillä nyt se pystyy toimimaan periaatteessa vain silloin, kun jäsenvaltiot pyytävät siltä apua. Ja tätä kutsutaan sitten läheisyysperiaatteeksi. Mutta silloin, jos viranomaiset itse ovat niitä, jotka tekevät väärin, niin pitäisihän meillä EUna olla jotakin keinoja toimia näissäkin tilanteissa sillä tämä on kokonais- kokonaisjärjestelmä, joka toimii niin, että jos jokin jäsenvaltio horjuttaa oikeusvaltion periaatteita tai ei noudata yhteisiä sääntöjä ja standardejamme, niin koko EU-systeemi silloin on viallinen. Joten näitä toimintakeinoja ja Europolia täytyy vahvistaa. Pyytäisin komissiota myös palaamaan siihen käytäntöön, että korruption torjunnasta tehdään vuosittainen kertomus, sillä mielestämme nykyinen eurooppalainen ohjausjakso ei ole riittävä väline. Ja lopuksi kehotamme komissiota ja etenkin komissiojäsen Timmermansia, joka ei ole täällä tänään vastaamaan niihin Euroopan parlamentin pyyntöihin, jotka ovat koskeneet oikeusvaltioperiaatetta, ja siihen liittyviä aloitteita. Ja kumpikaan näistä huippukandidaateista, huippuehdokkaista, kärkiehdokkaista ei todellisuudessa ole sitoutunut näihin oikeinvaltion vahvistamismekanismeihin ja jäsenvaltiot haluaisivat pilarin tälle mekanismille. Paljon kiitoksia. Uskoakseni tämä tuli aivan selväksi. Nyt hyvä komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, komissio jakaa täysin Euroopan parlamentin äh, sitoutumishalun ja LIBE-valiokunnan toiveen. Me haluamme saada yhteiset eurooppalaiset arvot kunnioitetuksi kaikkialla. Komissio on ryhtynyt toimiin ja ensimmäistä kertaa käynnistänyt menettelyn artiklan 7 mukaisesti koskien Puolan hallituksen toimia. Euroopan parlamentti käynnisti menettelyn Unkarin osalta. Komissio on toiminut perussopimusten vartijan roolissaan käynnistämällä monilla rikkomusmenettelyjä, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteen rikkomiseen Euroopan jäsenvaltioita. Komissio valvoo myöskin Euroopan talouden ohjausjakson puitteissa vuonna 2019 Slovakian osalta. Maakohtainen kertomus korostaa sitä, että pitkän aikavälin huolet koskien oikeuslaitoksen vapautta ovat yhä olemassa, eikä vaikuta, että näihin asioihin oltaisiin maassa puututtu. 2019 Maltan osalta annettu äh, maakohtainen kertomus korostaa sitä, että oikeuslaitoksen riippumattomuutta ei ole turvattu kylliksi. Venetsian komission ja Euroopan neuvosto myöskin vahvistavat tämän arvion. Olen samaa mieltä, että Maltan kanssa täytyy jatkaa vuoropuhelua ja näin tulemme toimimaankin. Euroopan talouden ohjausjakson arvio yhä enemmän keskittyy myöskin korruption torjuntaan. Tämä on tärkeää meidän taloudellemme ja yhteiskunnallemme. Sille vuodesta 2015 lähtien Slovakia on saanut säännöllisesti huomautuksia korruption vastustamisen tarpeesta. Komissio tuo esiin huolen siitä, että vastuullisuus on matalaa, kuten myöskin rikosoikeudelliset tapaukset, niiden määrä ja väärinkäytöksien paljastajia ei suojella. Slovakiassa komissio on tuonut korkean tason korruptiotapauksia esiin sekä tutkinnan että syyttäjän osalta. Komissio puuttuu vuotuis- vuotuisesti molempiin näistä tilanteista molempien maiden osalta. Nyt haluaisin puhua journalistien turvallisuudesta ja medianvapaudesta. Journalistien turvallisuuden suhteen komissio vahvasti haluaa ilmaisuvapautta ja mediavapautta puolustaa. Demokratia ei voi toimia, jos journalistit eivät voi vapaasti kertoa uutisista, jos heitä uhkaillaan, ahdistellaan tai syytetään siitä, että he työnsä hoitavat. On ensiarvoisen tärkeää, että Daphne Caruana Galician ja Jan Kutsinakin murhien suunnittelijat ja Martina Kusnioravan iskun suunnittelijat tuodaan oikeuden eteen. Poliisiviranomaiset eh, ja niiden toiminta on, ovat yhä jäsenmaiden omaa toimialaa, mutta komissio voi valvoa niiden toimintaa ja myöskin meidän tarkoituksemme on helpottaa suotuisten olosuhteiden toteutumista niin, että vapauksia ja oikeuksia voidaan toteuttaa oikealla tavalla. Ja haluan toistaa sen, mitä sekä Maltalle että Slovakialle totesin. Eurojust ja Europol ovat täysin saatavilla. Ne voivat tukea näiden hirvittävien rikosten tutkimista. Nyt voisin mennä investointi, kansalaisuus ja investointisuojakysymyksiin investointikansalaisuusjärjestelyiden äh, osalta 23. Äh, päivä tammikuuta 2019 komissio teki kattavan katsauksen ja seuraava askel asiassa on se, että komissio luo asiantuntijaryhmän jäsenmaista. Se tulee tarkastelemaan niitä riskejä, jotka piilevät näissä investoijille äh, luoduissa kansalaisuusjärjestelmissä tämän vuoden loppuun mennessä ryhmä tulee luomaan yhteisen varovaisuustarkastelu listan näiden järjestelyjen osalta. Komission tarkoituksena on vahvistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumista unionissa ja tämän vuoksi komission tarkoitus on antaa julkilausuma siitä, mikä on nykytilanne ja mitkä ovat tulevat askeleet äh, oikeusvaltioperiaatteen vahvistamisessa unionissa. Tämä koskee kaikkia osapuolia ja niiden töitä. Euroopan parlamentin työ on erityisen tärkeää. Se ruokkii pohdintaa tulevan aloitteen parissa. Komissio tulee ottamaan huomioon päätöslausuman, joka koskee Euroopan unionin demokratia- ja perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista unionissa, ja se myöskin tulee tarkastelemaan niitä kysymyksiä, jotka koskevat mahdollista rinnakkaissa vertaisarviointiprosessia oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen osalta. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot EPP-ryhmästä ensimmäisenä. Edustaja Metsola, olkaa hyvä. Paisi, gburija bil poplu Malti, gburija li ahna membri tal Europea. Kiitos paljon. Olen ylpeä maastani ja Maltan kansasta ja siitä, että olemme arvokas osa Euroopan unionia. Olen ylpeä siitä, että tulen pienestä maasta, jolla on merkittävä historia ja joka on todella luonut historia osaltaan. Se tekee meistä maltalaisia. Kokomme ei koskaan ole ollut este, sillä maantiede ei voi rajoittaa potentiaaliamme. Olemme tehneet kovasti töitä ja selvinneet siksi, että integriteetti on osa meidän luonnettamme ja se on todellinen kansamme ominaispiirre. Ja haluamme pitää kiinni tästä identiteetistä, puolustamme sitä. Ja nyt täällä parlamentissa on ihmisiä, joiden täällä olo on melko ironinen asia. Olemme eurooppalaisia ja maltalaisia ja maltalaiset arvot ovat eurooppalaisia arvoja. Se on todettava aivan selvästi. Samoin se, että toimittajien tappamista ei koskaan pidä hyväksyä eikä korruptiota. Oikeutta on aina puolustettava. Tämän puolesta minä toimin ja näitä arvoja minä puolustan aina. Ja se on myös tämä päätöslauselman henki. Siinä kuvataan sitä, miten asioiden pitäisi tulevaisuudessa toimia. Ja minä aion aina toimia näin. Olen mukana politiikassa, koska uskon asioihin ja minulla on periaatteita. Aion jatkossakin toimia näin ja puhua Maltan kansan nimissä. Edustaja Weidenholzer, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Oikeusvaltio ja demokratia ovat edellytyksiä sille, että ihmiset kokevat voimansa turvassa luottamusta siellä, kun sääntöä noudatetaan, kun estetään korruptio ja poliittinen mielivaltaisuus ja mielipiteen vapautta. Tämä ei koske pelkästään näitä valtioiden sisällä, vaan valtioiden välillä kehitys jossakin yksittäisessä jäsenvaltiossa ei ole, ja siitä huolehtiminen ei ole puuttumista näiden maiden sisäisiin asioihin, vaan vastuun vastuunkantamista. On, on tärkeää, että kunnioitetaan näitä peruskäsityksiä. Polen ja Unkarin tapauksessa on jo muka, asianmukaisia menettelyjä. Malta ja Slovakian osalta, Daphne Galitsan ja Kutsakin osalta on nähty, mikä kriminaalinen ulottuvuus on äh, olemassa ja tämä on tehnyt epävoimaksi yleisön Euroopassa. On tärkeää, että näitä rikoksia selvitään, voidaan puuttua myöskin siihen, että miten oikeuslaitos käsittelee näitä asioita. Kysymys on kuitenkin siitä, onko kysymys järjestelmisestä, oikeusvaltion periaatteen rikkomisesta. Kumpikin maa on todellakin sellaisessa tilanteessa, että niissä on rakenteellisia ongelmia. Maltan tapauksessa on Venetsian komissio esityksiä, joihin on myöskin puututtu tartuttu. On tärkeää, että sanan aikaan myönteistä lisäarvoa Europolin toiminnan kautta. On kuitenkin epäilyksiä siitä, onko tehty asian kestäviä johtopäätöksiä, mitä tulee esimerkiksi oikeuslaitoksen riippumattomuuteen tai lehdistön vapauteen. Me juuri nyt emme saa hellittää me tarvitsemme eurooppalaista tietoisuutta oikeusvaltion periaatteesta ja siksi se, että luodaan oikeusvaltiomekanismi on asioita parlamentti ovat sanoneet pitkään ja se on meille keskeinen prioriteetti. On tärkeää, että komissio, komissio ei ole tässä täysin selvä ja on äh, tehnyt, ottanut hikon askeleen taaksepäin, mikä on valitettavaa. Now for the ECR group. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta yksi minuutti

Oikeusvaltion periaatteen, demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamisen murentuminen joissakin jäsenvaltioissa on erittäin huolestuttavaa ja se koskee koko Eurooppaa, sillä EU:ssa ei koskaan ole ollut kyse jäsenvaltioiden etujen maksimoinnista, vaan aina arvoyhteisöstä. Siksi kaikkien jäsenvaltioiden on pidettävä kiinni näistä periaatteista. Siksi onkin vaadittava vahvaa oikeusvaltiomekanismia nyt lopultakin, sillä kaikki, kaikkien jäsenvaltioiden toiminta oikeusvaltion, demokratia ja perusoikeuksien alalla on asetettava ulkopuolisten asiantuntijoiden systemaattisen tarkastelun alaiseksi. Jos ne eivät toimi, niin siitä on oltava seurauksia. Myös monivuotisessa rahoituskehyksessä on otettava huomioon tämä asia joka haluaa hyödyntää EUn varoja, sen on myös noudatettava oikeusvaltion periaatetta ja näistä asioista on päätettävä eurooppalaisissa instituutioissa. Äh, Madame Spinelli. Ryhmästä yksi minuutti. Edustaja Spinelli, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tällä lainsäädäntökaudella olemme nähneet, että oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet ovat uhan alla unionissa. Olemme nähneet, että journalistit saattavat varantaa henkensä. Tämä päätöslauselma, josta keskustelemme, on yksi monista parlamentin panoksista tähän työhön. Arviointi siitä, että me olisimme neutraalissa roolissa ja on, on tärkeää ja meidän pitää välttää sitä, että meillä on kaksi erilaisia sääntöjä eri tahoille. Meidän täytyy myöskin eh, kansallisia jännitteitä välttää. Meidän täytyy välttää myöskin eh, sellaisia ennakkoluuloja, jotka eivät eh, tyydytä. Meidän täytyy toimia, moitettavalla tavalla muuten Euroopan unionin toimielimiä aina jätetään kuuntelematta ja oikeusvaltioperiaatetta pidetään jonkinlaisena ulkopuolisen paineen sanelemana sääntönä. Paljon kiitoksia EFDD-ryhmästä edustaja Ferrara, puolitoista Kiitoksia puhemies. Se, että Euroopan unioni yhäkään pysty kohtaamaan niitä asioita ja ilmiöitä, jotka perusoikeuksia ja demokratiaa tietyissä jäsenvaltioissa uhkaavat, kuten Slovakialla ja Maltalla, on tullut aivan selviin täällä parlamentissa. Euroopan unionin toimielimet eivät ole eh, ryhtyneet eh, seurantatoimiin. Eh, nyt on tarpeen luoda eurooppalainen valvontamekanismi, jotta me voisimme vastustaa näitä väkivaltaisia tendenssejä. Jälleen kerran vetoisimme komissioon ja haluaisimme kysyä, minkälaisiin toimiin te aiotte ryhtyä ja kuinka ryhdytte toimimaan vallan kolmijaon, tuomioistuimen riippumattomuuden, järjestäytyneen rikollisuuden ja median vapauden alalla. Maltalla tämä koskee myöskin kultaisia viisumeita ja Euroopan unionin kansalaisuuden myymistä ja oleskelulupia. Näistä on tullut kauppatavaraa ulkomaisille kansalaisille, jotka tekevät investointeja maahan, eikä valvonta aina ole läpi näkyvää. Olisi tarpeen, että meillä on täsmälliset säännöt, jotta voisimme paremmin suojella Euroopan unionin rajoja ja aluetta rikolliselta toiminnalta. Meidän tulisi myöskin toimia korruptiota vastaan Euroopan unionissa niin, että voisimme tätä ilmiötä vastustaa tiukoin säännöin esimerkiksi Italian lainsäädännön esimerkin mukaisesti sittenkin mahdollisesti puuttua julkishallinnon korruptioon ja luoda. Meidän pitäisi olla myöskin täydellinen poliittisten puolueiden avoimuusjärjestelmä. Paljon kiitoksia edustaja Tsaki puolitoista minuuttia. Minä haluaisin tukea tätä päätösasemaa. Se ei kohdistu Maltan tai Slovakian kansalaisia vastaan vastoin – Siinä on kysymys arvostelusta, joka kohdistuu Maltan ja Slovakian hallituksen harjoittamaan käytäntöön. Päätösasema tukee myös demokraattisia arvoja, joita kaikkien hallitusten täytyy noudattaa. Mitä tulee minun maahani, Slovakiaan? Me olimme todella järkyttyneitä siitä, että tapahtui toimittajan ja hänen kihlattonsa murha. Mutta vielä järkyttävämpää meille oli, kun kävi ilmi, että mafia oli yhteydessä tiettyihin hallituksen jäseniin ja että oli suunniteltu morhia, jotka olisivat kohdistuneet muihin tärkeisiin henkilöihin, kuten esimerkiksi asianajajiin tai entiseen oikeusministeriin. Tämä johti mielenosoituksiin. Maailm- kautta maan kymmenet tuhannet ihmiset menivät kaduille osoittamaan mieltä korruptiota vastaan. Siksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että olemme kansalaisten rinnalla. Minä haluaisin vielä viitata yhteen asiaan. Slovakian parlamentissa on jo pitkään ollut vaatimus siitä, että, että ei kiinnittäisi huomiota siihen, mitä Euroopan parlamentin vetomusvaliokunta on puhunut siitä, että ei ole mitään kollektiivista syyllisyyttä. Slovakian parlamentin päätöslauselma ja haluaisin, että komissio tutkisi tuon päätöslauselman. Edustaja Smolkova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ďakujem pekne za slovo. Predrokom... Kiitos paljon. Vuosi sitten välittömästi näiden murhien jälkeen me totesimme, että oikeuden on ehdottomasti voitettava. Ja olen iloinen, että tänään täällä Euroopan parlamentissa pystyn toteamaan, että viisi ihmistä on asetettu syytteeseen näistä murhista. Peter Pellegrini, pääministeri, totesi viikko sitten, että korruption torjunta on hyvin tärkeää. Slovakian hallitus on jo tehnyt esityksen korruption torjunnasta. Ja se perustuu EUn standardeihin. Lyhyesti sanottuna kuitenkin myös muualla kuin Slovakiassa on torjuttava korruptiota. Tilastotiedot ovat aivan selviä. EU häviää miljardi euroa vuodessa veropetoksissa. Milloin veroparatiiseille saadaan loppu? Milloin saadaan aikaan lainsäädäntö, joka lopultakin lopettaa tämän tyyppiset väärinkäytökset? Komission jäsen haluan kiittää teitä vierailustanne Slovakiassa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia edustaja Zehovski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Vážená paní komisarsko, ja opakovaně... Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, minä olen toistuvasti vieraillut Slovakiassa ja Maltalla tänä vuonna ja viime vuonna ja minun on pakko todeta, että olin kauhistunut siitä, kuinka paljon on tapauksia, joissa eurooppalaista lainsäädäntöä ja säätelyä jätettiin huomiotta. Slovakian kansalaiset toivovat, että Euroopan unioni auttaisi heitä taistelemaan niiden asioiden puolesta, joiden vuoksi journalistit henkensä menettivät. Korruptio ja oikeusvaltion toimimattomuus ovat näitä. Emme voi teeskennellä, etteikö asia olisi jo hyvin tunnettu se on kyllä sitä ja meidän täytyy parlamentin jäseniä ja Euroopan unionin edustajina puuttua asiaan. Ei riitä, että näitä asioita vain tutkitaan, meidän täytyy luoda tiukempia sääntöjä. Euroopan unioni ei saa olla hampaaton kone, joka tällaiset rikkomukset jättää sivuun. Meillä täytyy olla pyyntöjä tiukkoista tutkimuksista. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä edustaja Sant niin tämä on aiheuttanut polaristoitumista kansallisessa politiikassa esitetään paljon perusteettomia väitteitä Maltasta ja puhutaan siitä, että tutkimuksia tehtäen Tämmöiset tutkinnat, niillä pyritään itse asiassa tahraamaan nimeä. Libevalekunnan tekemät tutkinnat olivat hyvin mielivaltaisia ja hämäriä eräs oppositiopuolueen havainhenkilö oli mukana tässä. Miten tällaista oikeusvaltioperiaatetta voidaan ajaa, kun hyväksytään, että itse valittu ryhmä jäseniä tekee tällaisia tutkintoja? Kyllä Malta pystyy arvioimaan ja tutkimaan demokratian toimintaa samalla kunnioittain oikeusvaltion perä. Tämä koskee kaikkia kriisin alueita. Viime perjantaina Maltan hallitus sitoutui tekemään muutoksia lainsäädäntöön, jotka heijastelevat suosituksia, joita äsken teki Venetsian komissiohallinnon toiminnasta. Henkilökohtaisesti minusta ei ole mitään tarvita tällaiseen nopeaan sitoutumiseen. Muutokset täytyy keskustella Maltalla, maltalaisten kanssa, eikä tämän talon yksipuolisesti ajattelevien jäsenten kanssa. Varmastikin hallituksen päätös on selkeä merkki siitä, että tässä talossa todellakin noudattaa kummallisia standardeja, mutta Malta todellakin osoittaa tällä, että se noudattaa kun, ja kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita. Toivon, että jäsenet tässä talossa kohtaavat tosiasiat. Edustaja Ademo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen, minä tuomitsen voimakkaasti Maltan ja Slovakian toimittajien murhat. Sitä ei missään oloissa voida hyväksyä ja se on täysin eurooppalaisten arvojen ja sääntöjen vastaista. Meidän on todellakin kategorisesti tuomittava tämänkaltaiset teot ja vaadittava, että kyseiset maat tutkivat tällaiset tapaukset ja kaivavat totuuden esille. Kyse ei nimittäin ole pelkästään tekijöistä, vaan myös heidän toimeksiantajistaan eli taustatahoista. Eurooppalaisten maiden on turvattava toimittajien työolot ja oikeuksia on puolustettava. En ole samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka ovat yrittäneet syyttää myöskin Bulgariaa tässä yhteydessä. Bulgariassa ei nimittäin ole tapahtunut toimista ja murhia. Näin pääsemme puheenvuoroihin ilman puhelista. Edustaja Faria, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan unioni perustuu ihmisoikeuksiin, lakeihin ja oikeusvaltion periaatteeseen. Valitettavasti joissakin maissa nämä ovat kuolleita kirjaimia ja toimittajat maksavat hengellään rohkeudestaan ja siitä, että he puolustavat ihmisiä hyvävelijärjestelmien ja korruption merkit näkyvät tässä. Slovakiassa merkit osoittavat korkean tason organisoituneen rikollisuuteen ja Maltassa Daphne Galician tapauksessa ei ole tehty julkista tutkintaa asianmukaisesti tähänkään asti, jotta saataisiin selville, ketkä olivat tämän teon takana. Puolalaiset tai herra Orban eivät eivät vastaa kritiikkiin asianmukaisesti ja kriitikot yritetään vaientaa. Kahdessa jäsenvaltiossa on tapahtunut vakavia toimittajamurhia. Myös omassa maassani Portugalissa on käytössä kultaista viisumien järjestelmä, joka avaa ovia rikollisille eu alueelle. għalija Kiitoksia puhemies. Minä olen sitä mieltä, että tämän parlamentin pitäisi päätöslausumasta äänestää, mutta tässä pyritään toteamaan, että Malta ei oikeusvaltioperiaatteesta välitä. Tämä on ironista, kun katsomme, mikä tilanne Maltalla on tällä hetkellä. Meillä on hallitus, joka tekee Venetsian komission ehdotusten pohjalta aloitteita, jotta lakeja muutettaisiin, ja minä olen itse tyytyväinen tähän. Tällä hetkellä päätöslauselmamme antaa väärän kuvan tilanteesta, siitä mitä tapahtuu. Komission jäsen mainitsi tiettyjä esimerkkejä siitä, kuinka asioita on tehty aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Kuitenkin enemmän uudistuksia toteutetaan, perustuslaillisia elementtejä, näihin vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö Komissiohan on saanut asiasta kirjeen. Näitä asioita ei ole käsitelty. Kiitos edustaja Gomes, yksi minuutti. Komission jäsen. Minun maassani on jalkapallotapaus, jossa Rui Pinto on paljastanut väärinkäytöksiä ja häneen kohdistetaan sanktioita. Tämä on hyvin ajankohtainen asia. Maltan toiminta Daphne Caruana Galician tapauksessa on täysin mahdotonta hyväksyä. Ja tutkimukset eivät etene. Itse pääministeri Josef Muscat jarruttaa niitä ja samoin syyttäjäviranomaiset estävät asian etenemisen. Ja Miriam Dali puhui juuri näistä muutoksista, joita, vaadit, joita ehdottomasti tarvitaan. Slovakiassa puolestaan mafialonkerot ulottuvat hallitustasolle asti. Daphne, Jan ja Martina ovat uhreja ja on käsittämätöntä, että Josef Muscat suojelee väärintekijöitä ja Panaman paperitkin ovat osoittaneet hänen hallituksensa korruptoituneisuuden ja Daphne Galician lapsia häiritään ja heihin kohdistetaan vääriä toimia. You out of your time. No. Kiitoksia edustaja Gomez. Teiltä loppui aika. Edustaja Gomez, te olette nyt epäkunnioittava niitä kollegoja kohtaan, jotka puheaikaansa odottavat. Edustaja Dalilla on sinisen kortin kysymys teille. Otteko se vastaan? Kiitoksia, olkaa hyvä. Since I was mentioned in an... Kun minut mainittiin epäjohdonmukaisessa puheessa, jota voin nyt seurata, voisiko kollegani täsmentää sen, että onko näitä uudistuksia vastaan, koska tämä nyt ymmärsin teidän sanoneen? Sure. Edustaja Gomez, olkaa hyvä, voitte vastata. can indeed ensure the Kannatan kaikkia uudistuksia, joilla voidaan valmistaa, eh, varmistaa oikeusvaltion periaatteen ja päätäntävallan välinen ero. Ja juuri tämä on se syy, miksi Daphne Caruana Galician murhan tutkimukset ovat jumiutuneet, koska tätä eroa ei ole tehty. Tämä on pöyristyttävää ja toivon, että kaikki ottavat tämän huomioon. Hyvät kollegat, huomaan, että teillä on paljon sanottavaa Ne Suosittelen, että ehkäpä hoitaisitte tämän tuolla täysistuntosalin ulkopuolella. Olkaa hyvä, seuraava puhe minuutti. Kiitos puhemies. On hiukan vaikeaa nyt puhua niin hyvät komission hyvät kollegat. Tämä on jo toinen äh, asiakirjatilanteesta tilanteesta Slovakiassa ja Maltalla. Samalla tavoin kuten viimevuotisessa keskustelussa voisin sanoa, että olen kovasti pahoillani siitä, että toimittaja Kutsiak ja äh, Rova Kusnerova kuolivat samoin kuin toimittaja Galitsa, mutta minä voin arvioida tätä raporttia mietintöä nyt pelkästään sellaisena, että minusta on tendenssinomainen ollut itse yhteydessä eri tahoihin sanonut tietoja, joita ei mainita tässä äh, kysymyksessä ollenkaan. Äh, Tämä Slovakiassa on käynnistynyt tutkinta hyvin nopeasti yhteistyössä eri virastojen kanssa, kuten Euroopan komission jäsen mainitsi, ja on jo asetettu syytteeseen ne, jotka ovat olleet vastuuteosta. Olen pahoillani siitä, että on eroa ja tällä tavalla läntisen ja itäisen Euroopan välillä. Joka kuukausi näemme, miten läntiset maat arvostelevat itäisiä oikeusvaltion kysymyksissä. Olen kovasti pahoillani tästä. Teille on sinisen kortin kysymys edustaja Intveltiltä. Otatteko sen vastaan? Te otatte sen vastaan. Olkaa hyvä, edustaja Intvelt. Look, I've heard... Minä kuulin kritiikkinne, olen kuullut tämän ennenkin. Mielestäni tämä on perusteetonta, en halunnut reagoida, mutta todellakin haluaisin selventää tätä viimeistä väitettänne siitä, että tämä päätöslauselma toteaa tai tuo esiin sen, että meillä on jonkinlainen kuilu Itä- ja Länsi-Euroopan välillä. Minä olen aina sanonut, että meillä ei ole mitään Itä, Etelä, Pohjoinen, Keski-Eurooppa. Meillä on vain yksi Eurooppa ja se on se Eurooppa, jonka eteen minä olen tehnyt 15 vuotta töitä enkä pidä tällaisesta lausunnosta. Uh, half a minute to respond. Olkaa hyvät, voitte vastata puoli minuuttia. Niin, aivan yksinkertainen vastaus tähän. Minä sanon sen tässä yhteydessä, että joka kuukausi joku jäsenvaltio Itä-Euroopasta on arvostelun kohteena. Tsekin tasavalta, Unkari, Puola, Romania, Bulgaria ja nyt Slovakia. Jokaisessa täysistunnossa sama asia. Ei tämä suinkaan edistä hyvää yhteistyötä valtioiden kesken. Te puhutte korruptiostorjunnasta. Jokin aika sitten me puhuimme tilanteesta Alankomaissa maasta, jossa lainsäädäntö antaa mahdollisuudet korruptiolle. Edustaja Lopesakille on yksi minuutti, olkaa hyvä. Komission sen Jourova. Slovakia ja Malta ovat kaksi Euroopan jäsenvaltioiden kansalaiset ovat edustettuna tässä parlamentissa. Mutta mutta ei ole kuitenkaan niin, että mikä tahansa jäsenvaltio voi vetäytyä siitä keskipisteestä, jonka tämä parlamentti on asettanut sille, että puolustan oikeusvaltiota. Moni osa tämä edellyttää sitä, että riippumatta oikeusvaltiossa voidaan tutkia tällaisia tapahtumia. Se, että on surmattu kaksi toimittajia, mikä osoittaa sen, että on välttämättä Slovakiassa Maltalla pyritään selkeyttämään, mitä voitaisiin harjoittaa yhteistyötä Europolin kanssa näiden eh, tapahtumien tapamiseksi. Se, että torjutaan korruptiota, merkitsee sitä, että lopetan kultaisten viisumin järjestelmät, jotka edellyttävät tiettyjä äh, laittomia investointeja ja johtavat myöskin rahan pesuun ja myöskin varmistaa, että on avoimuutta ja että tarkoitetaan oikein myöskin äh, pilkätysten paljastajille ja heitä myöskin suojella oikeuslaitoksen puolelle taholta. On välttämätöntä, että ministerit ovat tällä paikalla, että Slovakia ja Malta pyrkivät selvittämään tämän tilanteen. It, uh, may I ask you to take the floor? Hyvä komission jäsen Jourova, voitte käyttää puheenvuoroa vastaan tähän keskusteluun. Kiitos paljon puhemies. Tämä keskustelu oli hyvin tärkeä ja siinä otettiin esiin erittäin tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita. Puhutaan oikeusvaltion periaatteesta, tiedotusvälineiden vapaudesta ja niin täälläkin juuri puhuttiin kansalaisyhteiskunnan vaatimasta tilasta, ei niinkään paljon puhuttu, mutta se liittyy tähän samaan kenttään. Joidenkin jäsenvaltioiden tilanteesta puheen ollen kaikki nämä kolme seikkaa monesti näyttäytyvät yhdessä. Puhuisin seuraavaksi oikeusvaltion periaatteen valvonnasta ja mekanismeista, joilla komissio pyrkii valvomaan ja ylläpitämään sitä jäsenvaltiossa. Kuten sanoin aikaisemmin, käytämme kaikkia työkalupakin välineitä ja kaikkia instrumentteja. Olemme ottaneet seitsemän artiklan käyttöön ensimmäistä kertaa. Käytämme eurooppalaista ohjausjaksoa, rikkomismenettelyjä siellä aina kun mahdollista ja tarpeen, mutta aluksi en maininnut oikeusasioiden tulostaulua, joka on hyvin käytännöllinen vertailuväline, jota käytämme vuosittain ja se osoittaa, miten ihmiset, kansalaiset ja yritykset eri maissa, kaikissa jäsenvaltioissa arvioivat oikeusjärjestelmän toimintaa ja riippumattomuutta olemme lisäämässä siihen myöskin korruption torjunnan mittaamista koskevaa kohtaa jäsenvaltiossa. Tässä ovat siis ne välineet, joita meillä tuossa työkalupakissa on. Sitten kommentoin uusia aloitteita lyhyesti. Suunnittelemme tiedonantoa oikeusvaltion periaatteista ja sen noudattamisesta – sen valvonta ei ole pelkästään jäsenvaltioiden oma asia, vaan eurooppalainen asia, kuten äskettäiset oikeustapaukset Euroopan unionin tuomioistuimessakin ovat osoittaneet, ja tämä tulee näkyviin myös meidän omassa tiedonannossamme. Toinen asia on se, että oikeusvaltion periaate linkitetään jatkossa budjettiin. Se on tärkeää mainita. Olemme myös hyväksyneet uuden aloitteen väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tulee eurooppalainen syyttäjävirasto, jonka pitäisi 2020 aloittaa toimintansa. Ja siitä tulee tärkeä väline korruption ja EUn rahoihin liittyvien taloudellisesti väärinkäytösten toiminnassa. Meidän täytyy kaiken kaikkiaan vahvistaa oikeutta ja lainsäädäntöä ja herättää nämä kaikki välineet henkiin. Meidän täytyy pystyä selittämään Euroopan kansalaisille, miksi teemme tätä kaikkea ja miksi se on niin tärkeää. Mainitsin aiemmin tarpeen ylläpitää oikeusvaltion periaatetta ja toteuttaa kaikki nämä aloitteet unionin puolelta. Samanaikaisesti Tsekin tasavallan kansalaisena haluaisin lisätä että tunnen hieman samoin kuin jotkut teistä, nimittäin että meidän täytyisi nykyistä enemmän luottaa niihin ihmisiin, jotka asuvat eri jäsenvaltioissa. Pitäisi luottaa siihen, että siellä on demokratian kannattajia ja heillä on keinoja ratkaista ongelmia. Heitä ei pidä sivuttaa, vaan heihin pitää luottaa aktiivisina kansalaisina. Siksi mainitsin myös kansalaisyhteiskunnan järjestöt, organisaatiot ja aktiiviset kansalaiset, jotka korottavat äänensä ja jotka ilmaisevat tyytymättömyytensä, jos jotakin on pielessä heidän maassaan. En perää tässä mellakoita tai mielenosoituksia, vaan sanon vain, että meidän pitäisi luottaa nykyistä enemmän jäsenvaltiossa asuviin ihmisiin, sillä he kannattavat demokratiaa ja tietävät, mitä tehdä he myös osaavat äänestää ja äänestää demokraattisten voimien puolesta. Kiitos. Uh, Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Keskustelu päättyy tähän, hyvät kollegat. Äänestys järjestetään asiasta torstaina. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan esityslistallamme. Kyseessä on edustaja Ulskugin mietintö koskien vuoden ajoittaisesta kellonajoista siirrosta luopumista. Nyt sen, että esittele käyttää neljän minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, tack, herr talman. Eh, Kiitos puhemies. Muutaman päivän päästä kellot siirretään jälleen kesäaikaan. Ja se on toinen kerta puolen vuoden sisään, kun siirrämme kelloja kellojen siirtäminen kaksi kertaa vuodessa on ollut voimassa oleva järjestely jo pari vuosikymmenettä. Tarkoituksena sen käyttöönottamisen aikaan oli säästää energiaa, mutta niin ei enää ole. Uudenlainen tekniikka ja muuttuneet elintavat ovat johtaneet siihen, että kellojen siirtely ei johda mihinkään, sillä ei saavuteta säästöjä eikä säästetä energiaa. Olen ollut Euroopan parlamentissa kymmenen vuotta ja näinä vuosina olen saanut lukemattomia kirjeitä ja sähköposteja ja puheluita ihmisiltä monista eri asioista, mutta yksi asia, joka on aina uudelleen putkahtanut esiin, on se, että kellojen siirto on huono asia. Joihinkin ihmisiin se vaikuttaa paljon, Joillekin se on vain hieman kiusallista, mutta jotkut reagoivat siihen voimakkaasti. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat pitkäaikaissairaat, vanhukset ja lapset, eli sellaiset ryhmät, joilla jo on fyysisiä ja ehkä myös psyykkisiä hankaluuksia. Heihin tämä siirtely vaikuttaa eniten. Ja tätä taustaa vasten on paikallaan tarkastella kellojen siirtelyjärjestelmää. Se ei säästä energiaa, vaan se päinvastoin luultavasti aiheuttaa kielteisesti moniin ihmisiin. Aluksi kerättiin kansalaisten nimiä ja oli kansalaisaloitteita eri jäsenvaltioissa. Ja sen jälkeen Euroopan parlamentti on saanut kuulla hyvin paljon ihmisten kokemuksia ja mielipiteitä. Mikään muu aihe ei itse asiassa ole niin voimakkaasti koskettanut EU-kansalaisia, ihan tavallisia EUn asukkaita, jotka eivät ole kovin kiinnostuneita politiikasta muuten. Siinä mielessä tämä kellojen siirtämiskysymys on ollut poikkeuksellinen. Hyvin monet ovat ottaneet meihin parlamentin jäseniin yhteyttä. Me teimme kysely, laadimme kyselyn, jonka komissio toteutti viime vuonna ja miljoonat eurooppalaiset vastasivat siihen. Nyt meidän olisikin sitten aika kuunnella näitä kansalaisia ja heidän reaktioitaan. Viime, viimeksi kuluneen puude, ö, puolen vuoden aikana, eli koko talviajan ajan olen valmistellut tätä mietintöä, joka koskee kellojen siirtämistä luopumista. Siitä on jo keskusteltu ja äänestetty useissa valiokunnissa ja tämä osoittaa myös sen, kuinka monia eri osa-alueita kellojen siirtely koskee. Nyt ehdotetaan, että syksyllä 2021 luovuttaisiin kellojen siirtelystä. Ja tämä on osoitus siitä, että olemme kuunnelleet kansalaisia ja olemme kuulleet eri tahojen selvät viestit siitä, että yhtenäismarkkinoilla on oltava riittävästi aikaa varautua tähän muutokseen, jotta siitä ei koidu kielteisiä vaikutuksia. Pitää järjestelmällisesti hoitaa tämä järjestelmän muuttaminen, jotta esimerkiksi sisämarkkinat, kuljetus ja vastaavat eivät siitä kärsi. Kahden eri kellon ajanjärjestelmästä luopuminen aiheuttaa sen, että jäsenvaltioiden on valittava oma aikavyöhykkeensä, se mitä normaaliaikaa ne noudattavat. Ja sekin täytyy järjestää koordinoidusti. Ei ole tarkoituksenmukaista, että EU-hun syntyy aikavyöhykkeiden tilkkutäkki. Jäsenvaltioiden on keskusteltava keskenään siitä, mitä aikaa ne käyttävät ja komissiolle tästä on kirjo- ilmoitettava vuoden 2020 lopussa. Toivottavasti kaikki äänestävät tämän mietinnön puolesta. Paljon kiitoksia, hyvä esittelijä. Tervetuloa komission jäsen Bulch ja annan teille heti puheenvuoron, olkaa hyvä. Dear President. Puhemies, arvoisat jäsenet. Aluksi haluaisin ilmaista kiitollisuuteni esittelijälle, edustaja Ulfskukille, varjoesittelijöille – ja kaikkien kuuden valiokunnan jäsenille, jotka ovat hyväksyneet lausuntoja komission esityksestä. Kuten tiedätte, komissio päätti viime vuonna esittää, että lopetetaan, lopetetaan vuoden ajoittainen kellonajan siirto. Tämä oli vastaus tämän parlamentin pyyntöihin, samoin lukuisen jäsenvaltioiden ja monien kansalaisten olivat kirjoittaneet minulle ja muille komission jäsenille meidän toimikautemme aikana. On todisteita siitä, että perustelut tälle kellonajan siirtojärjestelylle, joka tällä hetkellä on voimassa, ovat muuttuneet merkityksettömiksi. Ja on aivan yhtä selvää, että tämän lopettaminen tekisi ihmisten helpompaa ja tätä kautta tartuttaisiin eräisiin terveyskysymyksiä, jotka liittyvät nykyiseen järjestelmään. Julkinen kuuleminen aiheutti hyvin, sai aikaan hyvin selkeät tulokset. 4,6 miljoonaa eurooppalaista vastasi ja heistä 84 prosenttia kannatti kellojan eh, siirrosta luopumisesta. luopumista. Tässä yhteydessä pidämme erittäin suuressa arvossa teidän esittelijänä antamaa tukea ja valikunnan tukea mietintöä, jossa esitetään kellonajan siirrosta luopumista. Niin kuin tiedätte, komissio on ollut kunnianhimoinen ja esittänyt, että viimeisen kerran tämä kellonaikojen siirto tapahtuisi tänä vuonna, mutta kun neuvosto ei vielä ole määrittänyt omaa kantaansa, tunnustamme, että on mahdotonta saavuttaa tätä määräaikaa. Tästä syystä otan huomioon teidän mietintönne kantan, kannan, jossa esitetään vuonna 2021 tästä käytännöstä luopumista. Sitten haluaisin joitakin kommentteja tarkistuksista, joita on tehty, jotka me näemme hiukan haastavampina. Ensinnäkin esitätte, että ottaisin käyttöön uusi koordinointijärjestelmä, jossa olisivat jäsenvaltiot mukana, samoin kuin komissio – jotta yhdessä keskustaisiin ja arvioitaisiin jäsenvaltioiden päätöksiä normaaliajasta ja niiden vaikutuksista sisämarkkinoihin. Ja jos komissio sitten katsoo, että valinta, jonka jäsenvaltio on tehnyt, huomattavasti vaikuttaisi sisämarkkinoiden kunnolliseen toimintaan, jäsenvaltio voisi saada velvollisuuden perustella valintaansa ja selittää, miten se aikoo tarttua sen kielteisiin vaikutuksiin. Komissio ymmärtää hyvin, mikä on ajatus tämän esityksen takana ja on yhtä mieltä siitä, että tarpeellinen koordinointi jäsenvaltioiden kesken on välttämätöntä, mutta se, mikä normaalia valitaan, on jäsenvaltion oma valintaoikeus. Tätä ei voida muuttaa. Se on aina ollut päätös, joka on tehty kansallisella tasolla. Komissio ei voi tukea uusia juridisia määräyksiä, jotka eivät vastaisi tätä vastuunjakoa EUn ja jäsenvaltioiden välillä, eikä kunnioittaisi läheisyysperiaatetta. niin tämän haluaisin vakuuttaa teille, että keskustelusta jäsenvaltioiden kanssa tiedän, että ne kaikki näkevät yhtä selvästi kuin menkin, että on tarvetta koordinoidulle tavalle lähestyä asiaa. Olen luottavainen sen suhteen, että ne valitsevat normaaliajan vastuullisella ja koordinoidulla tavalla. Kukaan ei halua nähdä mitään aikavyhykkeiden tilkkutäkkiä Euroopan unionissa. Toiseksi komissiolla on juridisia huolenaiheita, jotka liittyvät esitettyyn valtuuttamiseen, jolla voitaisiin lykätä uusia järjestelyjä Äh, delegoilla asetuksella tämä saisi oikeastaan liittyä vain sellaisiin elementteihin, jotka eivät ole olennaisia. Sen sijaan voimaantulopäivä on kuitenkin olennainen osa tätä esitystä. Haluaisin kuitenkin kiittää teitä kaikkia rakentavasta työstä. Nyt odotan mielenkiinnolla keskustelua ja äänestystänne. Ja todellakin, kun Euroopan parlamentti hyväksyy oman kantansa ennen, ennen vaalitaukoa, lähettää selkeän, voimakkaan viestin neuvostolle. Tämä talo on valmis viemään eteenpäin tätä esitystä kohti menestyksekästä lopputulosta. Uh, thank you. Hyvä komission jäsen, kiitoksia. Seuraavaksi pyytäisin edustaja Pieka Envi-valiokunnasta puhumaan. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Direktiivin kumoamisella ja kellojen siirrosta luopumisella on paljon poliittista merkitystä. Suurin osa kansalaista, joka vastasi asiaa koskevaan kyselyyn, halusi luopua kellonajan siirrosta. Tähän liittyy paljon myös taloudellisia näkökulmia, mutta ne ovat hyvin monimutkaisia ja niissä on kyse yhtenäismarkkinoista, enkä nyt puutu niihin. Mietintö on ympäristövaliokunnan laatima, mutta minä keskittyisin terveysnäkökohtiin. Ensinnäkin kaikissa tutkimuksissa, niin kronobiologisissa kuin tilastotieteellisissäkin tutkimuksissa, tulee esille, itsemurhien lisääntyminen, liikenneonnettomuuksien lisääntyminen kellonaikojen siirron aikoihin. Ja tämä tarkoit- viestii siitä, että kellojen siirto on epäsuotuisa toimintatapa. Ja ympäristövaliokunta kannattaakin direktiivin kumoamista ja kellojen siirrosta luopumista. Samalla kuitenkin pitäisi muistaa läheisyysperiaate ja yhtenäistää normaali ajan käytännöt. On selvää, että jos jäsenvaltiot sijaitsevat eri vyöhykkeillä, niin silloin valomäärä on erilainen. Paljon kiitoksia. Tämä oli siis ympäristövaliokunnasta. Nyt edustaja Schulz, yksi minuutti. Teollisuusvaliokunnasta, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. On varmasti tärkeämpiäkin asioita EU:ssa käsiteltävänä kuin kesäajasta luopuminen, mutta sitä huolimatta yli neljä miljoonaa ihmistä Euroopassa kannatti kellon aikojen siirtelystä luopumista. Ja komissio on tehnyt ehdotuksen. Minä olin teollisuusvaliokunnassa valmistelijana ja meidänkin valiokunnassamme kannatettiin voimakkaasti sitä, että kellojen siirtelystä Euroopassa luovutaan. Tämä ei tapahdu nopeasti, vaan luultavasti vasta 2021. Se on harmi, mutta myös teollisuuden näkökulmasta tästä tälle on hyviä syitä. Esimerkiksi lentoliikenteessä slottiajat määritellään jo vuosia etukäteen, joten reagointiaikaa vaaditaan. Nyt asia ei ole komission eikä parlamentin käsissä, parlamentti luultavasti äänestää sen puolesta, vaan asia on jäsenvaltioiden kädissä. Meidän on varmistettava se, että jäsenvaltiot välttävät eh, aikavyöhykkeiden tilkkutakin Euroopassa ja on hieman epävarmaa, tuleeko näin tapahtumaan ja siksi minäkin vetoan jäsenvaltioihin, EUn kansalaisten ja parlamentin jäsenten puolesta, että näin ei tapahtuisi. Kiitos paljon. Interno, eh, onorevole... Sisämarkkinavaliokunnassa edustaja Soltes, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tervetuloa hyvä komission jäsen. Melko usein Euroopan parlamentti on tätä aiheita käsitellyt ja on aivan selvää, että tämä nyt ole Euroopan tai maailman tärkein aihepiiri, mutta tämä on kuitenkin tarpeellinen niistä syistä, jotka te mainitsitte terveys, talous ja monet muut näkökulmat äh, sen perustelevat ne, joista me olemme kuulleet äh, edellisissä keskusteluissa. Imkovaliokunnan lausunto osoittaa, että me tuemme vuoden aikavaihtelusta luopumista, mutta meidän täytyy kuitenkin arvioida tämän muutoksen kaikki vaikutukset, sillä Monilla sektoreilla, mukaan lukien liikenne ja muut talouden alat, tällaisia seuraamuksia koituu. Me tarvitsemme aikataulun, niin että kaikki voivat sopeutua muutoksiin. On myöskin totta, että meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voisimme välttää sen, että hämmennystä syntyy Euroopan sisämarkkinoilla ja kaikki mahdollinen pitäisi myöskin tehdä, jotta uusi järjestely voidaan mahdollisimman nopeasti ottaa hyvin käyttöön. Kiitoksia. Prego minuto. Kiitoksia agrivaliokunnasta. Yksi minuutti edustaja Müller. Kiitos puhemies. Maatalousvaliokunnan lausunnon esittelijänä minulle ovat seuraavat asiat hyvin olennaisia. Tällä hetkellä meillä Euroopassa on kolme aikavyöhykettä ja tieteelliset tutkimukset osoittavat, että vuosittainen kellojen siirto vaikuttaa biorytmiin ja kansalaisten terveyteen, samoin kuin myöskin eläinten terveyteen. Juuri perheet, joilla on pieniä lapsia ja ne viljelijät, jotka ovat maitokarjan pitäjiä, tuntevat ne ongelmat, joita seuraa siitä, että kaksi kertaa vuodessa kelloja siirretään. Maatalousvaliokunnassa me olemme puhuneet sen puolesta vuoden 2020 ottaisiin käyttöön normaaliaika mutta kun poistetaan tämä kellojen siirtely, täytyy huolehtia siitä, että sisämarkkinat vastaisuudessakin toimivat. Tämä edellyttää koordinointia jäsenvaltioiden välillä. Tämä on ratkaisevan tärkeää ja on estettävä se, että syntyy erilaisten aikavyhykkeiden tilkutäkki. Jäsenvaltioiden on yhdessä päätettävä, haluavatko ne, että koko EU:ssa käytetään normaaliaikaa vai kesäaikaa. Eli mahdollisimman pikaisesti pitää loppua kellojen siirron, mutta mahdollisimman suurella koordinaatilla. Grazie. Per la commissione... Kiitoksia juurivaliokunnasta. Edustaja Svoboda, yksi minuutti, olkaa hyvä. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, zpráva... Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Mietintö, joka koskee vuoden aika vaihtelusta luopumista, kellonajan siirrosta luopumista on jotakin, mitä minä täysin tuen. Jos me tämän mietinnön hyväksymme, tämä tulee olemaan menestyks askel Euroopan parlamentille. Kyseessä on se, että me kuuntelemme Euroopan kansalaisten toiveita. Sama koskee myöskin eri poliittisia ryhmiä täällä parlamentissa. 2021 on vuosi, jona haluaisimme luopua tästä ja siirrosta, erityisesti siksi, että sillä on kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen. Kuitenkin tämä vaikuttaa myöskin yhtenäismarkkinoihin. Tästä syystä meillä on mahdollisuus turvautua delegoituun säädökseen, jonka kautta komissio voi koordinoida toimia. Minä olen tyytyväinen siihen, että me olemme onnistuneet äh, hoitamaan asian tämän parlamentin äh, kauden aikana ja toivottavasti komissio ja neuvosto nyt etenevät. Nyt kuulemme eri poliittisen ryhmän puheenvuorot näiden valiokuntapuheenvuorojen jälkeen. EPP-ryhmästä edustaja Van de Kamp, olkaa hyvä. Er Kiitos puhemies. Ei ole mitään epäselvää siinä, että minä itse kannatan ehdottomasti kesäaikaa. Olen liikunnanharrastaja ja moottoripyöräilijä ja rakastan tätä nykyistä järjestelmää. Kuulin kuitenkin edustaja Kohin ja Schreierin sanoja. Ja jos nyt on niin, että suurimmalla osalla EUn kansalaisista on ongelmia näiden siirtojen vuoksi, niin sitä on kuunneltava. Lähes viisi miljoonaa ihmistä vastasi kyselyyn, mutta sadat miljoonat eivät. Ja sekin täytyy ottaa huomioon, hyvä komission jäsen. Kannatan liikennevaliokunnan lausuntoa ja energiansäästöön koskevia hyötyjä ei ole yksinkertaisesti olemassa enää, mutta yhtenäismarkkinat puolestaan kärsivät siitä, jos tätä järjestelmää muutetaan. Pidän hyvänä sitä, että toivotaan koordinointia, mutta tässä nyt sitten todellakin pystyttäisiin varmistamaan yhtenäismarkkinoiden

ja sen kuuluu jäädä historiaan. useat tutkimukset ovat osoittaneet kuten marita ulvskog sanoi että sen hyödyt ovat minimaalisia ja haitat esimerkiksi terveydelle ovat luultua vakavammat. eurooppalaista näkökulmaa tarvitaan kuitenkin nyt tässä asiassa jäsenvaltioiden tulee koordinoida aikajärjestelmänsä niin että eun e sisälle ei synny pirstaleisia aikavyöhykkeitä ja tämän takia sisämarkkinoiden toimiminen ja turvaaminen on keskeistä. komissio oli meitä radikaalimpia ja olisi lopettanut jo tänä vuonna

Useimmat eurooppalaiset vastustivat kellojen siirtelyä vuoden ajoittain. Se on vanhentunut tapa ja siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Haluan kuitenkin korostaa sitä, että on oikein hyvä, että meidän vetoomuksemme siitä on kuultu, että muutos tapahtuu vasta 2021. Meillä on sopimuksia kaikilla aikavyöhykkeillä toimivien maiden kanssa ja ne, niiden kohtelu on etukäteen ratkaistava. Se, miten komissio on toiminut vaikutusten arvioinnin suhteen, on skandaalimaista. Sitä ei ole tehty ja se on todella noloa. Komission olisi pitänyt suorittaa se hyvissä ajoin, eikä vain todeta, että kyllä tämä kaikki järjestyy. Ei näin voi toimia, hyvä komission jäsen. Tästä huolimatta olen iloinen siitä, että vuodesta 2021 meidän ei tarvitse noita viisareita enää siirrellä. Korostan vain, vain sitä, että jäsenvaltioiden on itse määritettävä, millä aikavyöhykkeellä se sijaitsee. Kiitos. Alderyhmän puolesta Bilbao Barandik, yksi minuutti, joka hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. mutta On sanottu sitä, että kiireet ovat aina sellaisia, jotka ovat huonoja eh, neuvonantajia. Nyt tällaista komission valiokunnan te- valiokunta on tehnyt hyvin nopeasti pyrkinyt tarttumaan tähän asiaan, joka liittyy kellokeen siirtämiseen. On tärkeää, että ei käsitellä asiaa liian nopeasti, koska on tässä annettu kaksi vuotta lisää jäsenvaltioille ratkaista, haluatko ne siirtyä kesäaikaan vai normaaliaikaan ja toimia tässä avoimella tavalla. On tärkeää, että saadaan arviointia sen osalta, että voidaan taata se, että ei saada uusia vakavia vääristymiä sisämarkkinoille ja peruspalveluja, jotka siellä on. On, monet asianvaltiot on, ovat olleet sitä mieltä, että täytyy luopua tästä kellokojen siirrosta. Ja myöskin monia dat- faktoja, jotka ovat sen puolesta. Ja tämä liittyy kaikkea kansalaisten terveyteen ja kaikkea nuorempien kansalaisten ja iäkkäimpien kansalaisten terveyteen ja tämä ei sunkaan edistä energian säästöä, jotka olivat aikoinaan niitä syitä miksi me otettiin käyttöön. Siksi on hyvä ajatus, että luodaan tällainen arvioiva elin, jossa ovat mukana jäsenvaltioita, kommunit- yhteisön e, eri tahot, jotta voidaan katsoa myöskin, että se aika, jonka jokainen jäsenvaltio sopii, tehdään sellaisella tavalla, että voidaan välttää mahdollisia ongelmia. On tärkeää, että vuonna 2021 järjestelmällä tavalla lopuvat nämä kelloaikojen siirtelyt, ja tätä kautta myöskin voidaan tehdä kattavia arvioita siitä, mm, että ei saadaakaan todellakaan enemmän ongelmia kuin mitä tällä pyritään ratkaisemaan. Jos toimitaan tällä tavoin, meidän täytyy myöskin että olemme ottaneet huomioon sen, että yli neljä kansalaista, miljoonaa kansalaista todistuu tähän avoimeen kuulemiseen ja että tällaiset tämmöiset Euroopan instituutiot kuuntelevat kansalaisia ja se, että katsotaan myöskin se, että kansalaisten meidän vetomuksella on oma roolinsa ja että pyritään ratkaisemaan mahdollisimman avoimella tavalla tämä kysymys. Tällä tavalla me saamme aikaan luottamusta ja läheisyyttä ja se, että aikanaan pääsemme eroon järjestöllä tavalla tästä keltojen aikojen siirtelystä. Per il gruppo dei Verdi. Paljon kiitoksia vihreän ryhmän puolesta. Edustaja Dalunde, olkaa hyvä. Un minuto. Yksi minuutti. Tack, herr ordförande. Kiitos puhemies. Jotkut kollegat täällä täysistunnossa vaikuttavat kysyvään, että eikö komissiolla ole tärkeämpää tekemistä kuin pohtia kellojen siirrosta luopumista. He eivät ole ymmärtäneet, kuinka tärkeä tämä asia on. Yli 4,5 miljoonaa kansalaista eri puolilta Eurooppaa on osallistunut kuulemiseen ja ollut sitä mieltä, että kellojen siirtelystä pitää luopua. On tieteellisiä peru- osoituksia siitä, että pysyvästä normaaliajasta on terveydellistä hyötyä. Liikenneonnettomuudet ja itsemurhat lisääntyvät aina kellojen siirtoa seuraavana päivänä. Täällä on

kiitos kaikille. Eh, eh, e kiitoksia EFDD-ryhmän puolesta edustaja Ajuto. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, kiitoksia puhemies, hyvät kollegat ja hyvä komission jäsen. Valitettavasti syyt, perustelut tämän ehdotuksen taustalla ovat vajavaiset. Meillä ei ole ensinnäkään tehty Euroopan parlamentin vaikutusten arviointia näistä kellon siirtämisen kielteisistä vaikutuksista ihmisten terveyteen, tuottavuuteen ja ympäristöön. Ja tällä hetkellä meillä on epäselvä tilanne siitä, kuinka tämä vaikuttaisi esimerkiksi maanviljelykseen tai kaupan sektoriin, miten tämä vaikuttaa kilpailukykyyn tai energiaan äh, ja energian äh, käyttöön. Itse asiassa tämähän aiheuttaa valtavaa sähkön säästöä sen sähkön osalta, jota unionissa käytetään vuosittain ja tämä saattaisi olla erittäin kielteinen muutos siinä mielessä. Ja myöskin tässä on tilanne, jossa jäsenmaat saisivat valita sen ajan, joka niin soveltuu parhaalla tavalla. Näin ollen harmonisointi Euroopan unionin sisällä ja kolmansien maiden välillä olisi tarpeen. Ja haluaisin sanoa, että meillä ei ole tieteellistä vahvistettua varmaa pohjaa siitä, että tämä aiheuttaisi terveydelle tai kansanterveydelle kielteellisiä vaikutuksia, tämä kellojen siirtäminen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia edustaja Mellan ENF-ryhmästä. Olkaa hyvä. Merci. Euh, Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Äh, ähm, kellon siirtämisellä ei enää ole perusteita. Ne perustelut, joita aikaisemmin käytettiin, eivät olekaan pitäviä ja säännöllisen kellon siirtämisen taustalla ei hyötyjä ole. Täytyy huomata, että kun siirrymme talveesta kesäaikaan, kielteisiä vaikutuksia aiheutuu enemmän ja tämä vaikuttaa olevan myöskin totta, jos erät jäsenmaat käyttäisivät vain kesäaikaa. Tämä aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia eläinten, ihmisten ja kasvin terveyteen. Kuitenkin meidän täytyy ottaa huomioon Euroopan äh, markkinoiden äh, vakaus alfa- ja omega-kaupassa. On aivan selvää, että meidän täytyy yhdistää tähän muutokseen vakaa todellinen koordinointi ja meidän täytyy jättää vapaa vaihtoehto jäsenmaille valita kellonaika. Kuitenkin tämä aiheuttaa nyt tilanteen, jossa avaamme erilaisille ongelmille oven. Olisi ollut hyvä olla lähtemättä tälle tielle. Se, että puutumme Euroopan unionin kansalaisten jokapäiväisen elämään, heidän suojelunsa verukkeella on tässä taas kyseessä. Ja tämä aiheuttaa aivan todellisia pähkinöitä purtavaksi. Nämä ovat kaikkea muuta kuin vapauttavia toimia. Meidän täytyy muuttaa Eurooppaa. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia, näin kuulemme kaikkien poliittisten ryhmien puheenvuorot. Nyt voimme myöskin äh, ottaa vi- sinisiä kortteja käyttöön, jos tarpeen. Edustaja Kok, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Komission jäsen, byrokratian purkaminen tarkoittaa sitä, että hylätään se, mikä ei hyödytä ja mikä ei tee hyvää. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuva kellonaikojen siirto on aika lopettaa. Lopetetaan terveyshaittojen aiheuttaminen noin 20 prosentille EUn kansalaisista, taloudelliset haitat monille yrityksille, kielteiset vaikutukset tietur- ja liikenneturvallisuuteen ja eläinten biorytmiin. Yhä useammat kollegat ovat oikeutetusti sitä mieltä, että kellonaikojen siirrosta luopuminen kannattaa. Kiitos tästä mielipitemuutoksesta. EU-direktiivin, kesäaikadirektiivin kumoaminen ei kuitenkaan tarkoita suinkaan sitä, että kesäajasta pitää luopua. Läheisyysperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on päätettävä, pysyvätkö ne kesäajassa vai normaaliajassa pysyvästi. Jotta tästä ei aiheutu, aiheutuisi ongelmia sisämarkkinoille, kannatan koordinointimekanismia. Kolmen, jäsen, äh, kolmen aikavyöhykkeen on riitettävä jäsenvaltioille, jotta saavutetaan yhtenäinen aikajärjestelmä Euroopassa. Prego minuto. Edustaja Nekov, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kellojen siirtämisestä ei puhuta ensimmäistä kertaa tässä täysistunnossa. Erässä tiedustelussa yli 80 prosenttia kansalaisista sanoi, että he haluavat, että lopetetaan kellonaikojen siir- kellojen siirtely. Tutkimus ovat osoittaneet tämän, että tämä on tarpeen ja myöskin taloudelliset nostettunut menneisyyteen kuuluvaksi. Ja tähän vaikuttaa tietysti myöskin maatalouteen. Ja tämänhetkinen direktiivi on sellainen, että tämä on vain fakta. Ehdot, minusta tämä mekanismilla koordinoidaan päätöksentekoa jäsenvaltioiden kesken on hyvin tärkeää ja semmoista oikea ratkaisu, jotta ei synny häiriöitä nyt toimivalla sisämarkkinoilla. Siksi tuen tätä ja kehotan, että neuvosto tulee noudattamaan tätä hyvin tasapainoista lähestymistapaa ja että mahdollisimman pikaisesti hyväksytään direktiivi niin, että voimme vastata kansalaisten intresseihin. Ja och yksi minuutti. met de Kiitoksia puhemies. Minäkin olen tukenut kesä- ja talviajasta luopumista, kellon siirtämisestä luopumista. Tämä olisi yksinkertaisempaa, kun ajattelemme kansalaisten jokapäiväistä elämää. Tämä ei minkäänlaisia energiansäästöjä luo. Sehän oli taustalla tarkoituksena. Ja kaikenlaisia kielteisiä vaikutuksia saamme purettua, mutta on kuitenkin vaarana se, että jos me tämän kellosta siirron poistamme, me astamme vaaraan harmonisointia. Me haluamme estää sitä, että kauppakumppaneiden ja läheisten naapurimaiden välillä olisi aikavyöhykeero. Tämähän monimutkaistaisi ihmisten elämää, jos näin tapahtuisi. Sen sijaan, että sitä yksinkertaistaisi ja monimutkaistaisi toimintaa myöskin sisämarkkinoilla. Tarvitsemme koordinointimekanismin. Tämä on hyvä asia, johon pitäisi pyrkiä. Nykyinen harmonisoitu talousalue ei saa kutistua kun me tämän direktiivin kumoamme. Uskonakseni meillä on suuri keskustelu käytävänämme, mitä tulee riippumattomaan tietoon. Meidän täytyy keskustella ja koordinoida asiaa. Paljon kiitoksia edustaja Maisner, yksi minuutti. Mikrofono. Mikrofoni. Grazie. No niin, kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kun tämä kaksi järjestelmä luotiin, haluttiin säästää energiaa. Illalla tarvittiin vähemmän energiaa ja sitten aamulla tässä vähemmän vastaavasti valaistusta. Liikenneonnettomuudet kuitenkin lisääntyivät ja sitten lapsista havaittiin, että heidän suorituskykynsä ja keskittymiskykynsä koulussa vähenivät kellonaikojen siirron jälkeen. Tutkijat saivat Nobelin palkinnon siitä, että he osoittivat, että kellonaikojen siirrosta on terveydellisiä haittavaikutuksia ihmisille, etenkin vanhuksille ja lapsille. Venäjä ja Kiina ovat jo huomanneet, että kellonaikojen siirtelystä ei ole hyötyä ja ne ovat luopuneet tästä järjestelystä. Ja meidän pitää tehdä samoin. Sisämarkkinoita koskien on sovittu ajankohdasta Sveitsissä kansalaiset eivät edes halunneet tätä järjestelyä. Tiedän kyllä, ettei Sveitsi ole EU-maa, mutta siitä huolimatta siellä päätettiin luopua tästä ja minä toivon, että tekin äänestätte tämän puolesta. Paljon kiitoksia edustaja Karvo, yksi Komission jäsen on ollut viisi vuotta tämän paikan jäsenen. Moni asia on puuttunut tänä aikana, mutta on yksi asia, joka ei ole muuttunut. Se ajatus, että EU tietää aina parhaiten alahuoneessa on aikoinaan tehty lausunto tästä asiasta. Todettiin, että oli riittävästi todisteita, mikä perusteli sen, että lopetettaisiin tämä kellojen siirto. Tämä suuntama on yksi esimerkki harmonisoinnista harmonisoinnin vuoksi. Tämä siis siitä, että olisi läheisyysperiaate. Minä näen tämän filosofian aina vain kiinteämmästä unionista jokaisen kansallisten hallitusten oikeuksien edelle. Euroopan komission jäsen, yksittäisen valtion pitäisi itse tehdä päätöksen kellojen siirrosta sen mukaan, miten ne arvioivat sitä maantieteen tai talouden kannalta. Ei EUn toiminen tulisi päättää tätä. Jos ehkä hänen maistensa hallitus yllättää meidät, että se todellakin päättää lähteä Euroopan unionista, silloin se varmastikin noudattaa edelleen siirtoja ja ottaa piittaamatta tästä. Minuutin 30. Paljon kiitoksia edustaja Meidel, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Tämä keskustelu tänään osoittaa, että me kuuntelemme kansalaisiemme mielipiteitä. Kuten täällä mainittiin, 84 prosenttia Euroopan kansalaisista on hyvin selvästi todennut, etteivät he halua vuoden aikasiirtoja, kellonajan siirtoja. IMKO-valiokunnan esittelijänä minä siksi toimin vahvasti tämän kannan ajamiseksi. Tutkimus on osoittanut, että kellonajan siirtäminen lisää unettomuusongelmia, keskittymisongelmia, liikenneonnettomuuksia ja onnettomuuksia työpaikalla sattuu enemmän. Menneisyydessä energiansäästö oli kellona ja siirrolla paras perustelu, mutta nykyaikana tämä on perusteetonta. Minkälaisia taloudellisia argumentteja ei voida esittää sellaisia, jotka olisivat painavampia kuin kansalaisten terveys. Tämä osoittaa, että me kuuntelemme kansalaisiamme ja että me otamme heidän huolensa hyvin tarkasti huomioon. Siksi 2021 viimeisintään meidän pitäisi luopua näistä kellonajan siirroista. Nyt on aika neuvoston toimia. Kiitoksia. Olson. Edustaja Nikolson, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, uh, President. Uh, Kiitos puhemies. Olen kuullut monien sanovan tänään, että tämä ei ole tärkein asia, mikä EUlla on tällä hetkellä edessään, ja he ovat aivan oikeassa – Euroopalla on todellakin paljon ongelmia, enkä pidä tätä niistä tärkeimpänä. Mielestäni ei ole hyvää hallintoa eikä hyvää päätöksentekoa, mitä tässä on noudatettu. Komissio on jo myöntänyt, että on riittämättömästi tukea nykyiselle asiantilalle ja se on oikeassa siinä. Minä olen Pohjois-Irlannista ja minun mielestäni meidän pitäisi olla enemmän huolissamme backstop-varajärjestelystä ja rajan avoimuudesta. Mutta jos nyt sitten, sitten lehmä ja sen kello jatkossa ovat eri puolilla tätä Irlannin rajaa eri aikavyöhykkeillä, niin eihän siinäkään ole kovin paljon järkeä. Mielestäni nykyinen järjestelmä toimii ja sitä ei pidä muuttaa ja tämä esitys pitää hylätä. Kiitos. Liise on minuutit. Edustaja Liise, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Miksi ei voida hoitaa asiaa yksinkertaisesti, kun se on mahdollista tehdä mutkikkaasti? Tämä olisi minusta neuvoston kanta ja myöskin eräiden henkilöiden kanta, jotka tässä talossa ovat osoittaneet huolestuneita. Miksi hoitaa asia yksinkertaisesti, kun se voidaan hoitaa mutkikkaastikin? Suuri enemmistö ihmisistä ei pelkästään online-konsultaatiassa, joka komissio järjesti, todenneet tämän asian. Miksi järjestetään konsultaatioita, jos on yhdentekevä, mitä ihmiset vastaavat? Kyllähän komissio yleensäkin ottaa nämä konsultaatiot vakavasti, vaan myöskin edustavissa mielipidetiedossa on sanottu, että ihmiset eivät halua tätä kellonaikojen siirtoja. On olemassa terveysongelmia. Miten suuria ne ovat, sitä pitää tutkia edelleen, mutta vaikka olisivat vain subjektiivisia, niin miksi olisimme piittaamatta asiasta, sillä kun ei, niin kuin on todettu, ole mitään hyötyä tästä kellojen siirrosta. Ja siksi meidän täytyy luopua siitä. Ja kaikki ne asiat, jotka täällä nyt on otettu esille, minun mielestäni eivät todellakaan ole vakuuttavia perusteluja sitä ehdotusta vastaan, jonka liikennevaliokunta on tehnyt. Jos Euroopassa on teori- teoriattisesti voitaisiin saada erilaisia aikavyöhykkeitä ja eri, vasen tilkutäkki. Se olisi jo nyt mahdollista. Joka päivä mikä tahansa valtio voi päättää, että vaihtaa aikavyöhykettä. Tätä ei estä nykyinen säädös on parempi, jos me itse asiassa otamme käyttöön tällaisen koordinointimekanismin, joten suuri enemmistö huomenna liikennevaliokunnan esityksen taakse, niin että neuvosto viimeinkin tarttuu toimeen. Kiitos. Honorevole Lukasieska. Pre- Edustaja Lukasieska, yksi minuutti, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, pani komi- Kiitos paljon, puhemies. Komission jäsen voisi ajatella niin, että vuoden ajoittaisesta kellonaikojen siirrosta luopumisen ei pitäisi edes olla mikään keskustelun aihe täällä talossa. Jos me näin yksinkertaisessa aiheessa saa aikaan sopua, niin miten sitten pystyisimme käsittelemään monimutkaisia asioita? Olen kuitenkin iloinen siitä, että pystyn nyt kaksin käsin allekirjoittamaan tämän vaatimuksen, jonka myös ne yli neljä miljoonaa EU-kansalaista tekivät. Nimittäin sen, että luovutaan tästä kellonaikojen siirrosta. On terveydellisiä, maataloudellisia ja taloudellisia näkökohtia, jotka kannattavat tästä luopumista, mutta joka tapauksessa meidän on luovuttava tästä vanhasta tavasta. Tämä keskustelu osoittaa, miten hankalaa syvään juurtuneista tavoista on luopua, vaikka tämä järjestelyn puolesta ei olisi yhtään ainoa argumenttia. Jäsenvaltiot tarvitsevat tietysti valmisteluaikaa tähän muutokseen ja komissio komission ei pidä enää viivyttää asiaa. 2021 on se ajankohta, jolloin tästä järjestelystä luovutaan. Minuuto. Kiitoksia edustaja Kelly, yksi minuutti. Niin, koko elämäni ajan minä olen ollut tätä kellojen aikojen siirtoa vastaan. Ja oli silloin, kun parlamentin niin olla mukana työryhmässä, joka pyrkii tavoittelemaan tämän lopettamista. Ja kun pääsimme eteenpäin, asiassa miettiin viiden, viimeisten viiden vuoden, vuoden aikana, saimme tutkimuksellisia todisteita, jotka liittyvät terveyteen, eläinten hyvinvointiin, energiaan, mikä osoittivat, että tämä 20 vuodesta kellojen siirto oli turhaa. Joten Komission puheenjohtaja Juncker sitten ehdotti, että jo tänä vuonna lopetettaisiin tämä kellonaikojen siirto sen konsultaation pohjalta, jonka komissio toteutti, koska 84 prosenttia halusi, että siitä luovutaan. Tämä on suurin vastaus, suuri reaktio, koska ihmisiä oli neljä miljoonaa, jotka vastasivat tähän konsultaatioon, mikä osoittaa sen, että asia on tärkeä jotta voitaisiin toimia tehokkaasti ja katsoa äh, tilanteen, jonka herra Nicholson mainitsi, äh, täytyy olla koordinointimekanismi, jossa jäsenvaltiot toimivat yhdessä ja katsovat yhdessä, miten edetään asiassa. Ensin katsotaan sitten se, että käytetäänkö normaaliaikaa vai kesäaikaa. Tässä on järkeä. Kiitoksia edustaja Schreier-Pierik. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja komission jäsen. on tehty tu- mielipidetiedustelu, johon vastasi hyvin suuri määrä ihmisiä ja he halusivat luopua vuotuisesta kellonajan siirrosta. Me emme tässä puhu energiansäästöstä, kuten hyvin tiedämme. Tutkimukset ovat tämän osoittaneet. Biorytmit ovat todellinen ongelma. Sitä vastoin ongelma lapsille ja vanhuksille, jotka saavat tässä terveydellisiä vaikutuksia. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Meidän täytyy myöskin järjestää hyvää koordinointia eri jäsenmaiden välillä, ellei me tähän pysty. Tavallaiset, äh, tavalliset äh, kansalaiset ajattelevat, että meistä ei ole mitään hyötyä. Minä luotan nyt Suomen puheenjohtajuuskauteen. Meidän täytyy lopettaa tämä historiallinen ongelma. 500 000 ihmistä kärsii tästä vuotuisesti. Tämä on mielestäni ongelmallista. Tässä yhteydessä mielipidetiedustelu jättää suoraksi hyödyksi. Se loi valoa siihen, kuinka suuria vaikeuksia kellojen siirtäminen aiheuttaa. Me olemme seitsemää valiokuntaa kuulleet, seitsemää, erityisesti TRAN-valiokuntaa. Tässä äh, alankomaalaiselle kollegalle osoitan sanani. Kyseessä on siis äh, liikennevaliokunta, mutta myöskin ihmisten terveys. Tää. Pieni hetki. Aivan pieni hetki. Edustaja schreier pierikä Teille on sinisen kortin kysymys. Otatteko sen vastaan? Olkaa hyvä. Edustaja Vanden, Vanden Milterburg, olkaa hyvä. Voitte esittää kysymyksen. Dank u, voorzitter. Ik zal het in het Nederlands doen. Mevrouw schreier Kiitos, puhemies. Edust... Arvoisa edustaja, minä asun Alankomaissa Saksan rajan lähellä ja jos Saksalla ja Alankomaissa olisi eri aikavyöhyke jatkossa, niin miten sitten rajaseutujen asukkaille siellä tai muilla ra- raja-alueilla selitetään se, että he tarvitsevat kaksi kelloa jatkossa? Miten voidaan välttää se, että sisämarkkinoista tulisi tilkkutäkki? eikä ihmisten päivittäinen elämä tai raja-alueella toimivien yritysten elämä vaikeudu entisestään. Olkaa hyvä. Kiitoksia Paljon kiitoksia alankomaalaiselle kollegalle tässä kysymyksestä. Voin tässä vain todeta, että alankomaalat ja Saksa voivat keskenään neuvotella ja sopia yhteisestä ajasta. Meillä on jo kolme eri aikavyöhykettä Euroopassa. Teidän täytyy kuitenkin kuulla Alankomaiden kansalaisia. Teidän ongelmanne on se, että te kuulette vain teollisuutta uskoakseni. Ja minä en ole toiminut näin. Minä olen 12 vuotta seurannut kansallisessa parlamentissa tätä keskustelua ennen kuin tulin tänne. Ja uskoakseni tämä on nyt vanhentunut toimi. Edustaja Grip, yksi minuutti, olkaa hyvä. E, lata wysiłku wielu osób poprzedniej kadencji. Kiitos puhemies. Tämä, tähän huipentuvat nyt useiden ihmisten vuosikausien ponnistelut. Herbert Roilin johdolla kokoontui aikaisemmalla vaalikaudella työryhmä ja tällä kaudella Svobodan johdolla. Ja tästä on tullut nyt sitten nykyinen päätöslauselma, esitys, josta tässä käsiteltävässä mietinnössä kosketellaan. Suomessa, Puolassa ja äh, muissa kansallisissa parlamenteissakin on keskusteltu tästä aiheesta. Asia ei suinkaan ole mikään uusi. Kansalaiskyselyssä kävi ilmi, että useat miljoonat ihmiset halusivat eroon tästä kahden ajan järjestelmästä. Kuitenkin aikavyöhykkeiden järjestelmän pitäisi pysyä harmonisena. 2021 vaikuttaa vähän sellaiselta ajankohdalta, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. EUn pitää ottaa nämä EUn kansalaisten vaatimukset todesta. Ja on osoitettu, että on niin terveydellisiä kuin eksistentiaalisia ongelmiakin perheissä, jotka liittyvät tähän kellonaikojen siirtelyyn. Aika on nyt kypsä tästä järjestelystä luopumiseen, vaikka se sitten veisi vähän aikaakin. Kiitoksia edustaja Langen. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin- Kiitos puhemies. Kukaan ei kiistä sitä, että pienellä enemmistöllä on tilapäisiä terveysongelmia, mutta olen kuitenkin vakuunut siitä, että kokonaisuudessaan kellojen siirto on ollut hyödyksi. Ihminen tarvitsee aurinkoa, auringon valoa. Ja kun lääkäri tällä sanoo, että vaivat ovat niin suuria, niin hän on täysin jättänyt huomiota tämän näkökannan. Tämä online-kysely ei ole mitenkään edustava alle yksi prosentti. Neljä miljoonaa vastausta tuli Saksasta, ja sielläkin se oli alle viisi prosenttia väestöstä. Ja kun katson täällä ympärilleni, niin, niin edes edustajista ei ole kaksi prosenttia paikalla tässä keskustelussa. Minkälaista tunnelmaa tässä pyritään nyt oikein luoda, luomaan. Minä en pidä tätä perusteltuna. Esitys ei ole kypsä, ei ole vaikutusarviointia, tämä vaikuttaa sisämarkkinoihin vahingollisesti ja kuuluu roskakoriin. Siksi minä sanon, että äänestän tätä vastaan ja olen nyt jo iloinen 31. maaliskuuta 2019, kun kesäaika alkaa. Grazie, onorevole Peterle. Paljon kiitoksia. Edustaja Peterle, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puhemies, hyvä ja sen hyvät kollegat. Pidän tätä tulevaa muutosta erittäin hyvänä ja toivon, että kellonaikojen siirrosta päästään eroon mahdollisimman nopeasti. Sille on hyviä taloudellisia perusteita ja ihmisten hyvinvointi on tärkeää. Niin fyysinen kuin henkinenkin terveys. Järjestelystä luopuminen myös voisi vähentää sydänkohtausten riskiä ja muita terveysvaikutuksia, työtapaturmia ja niin edelleen. Aina kun siirrytään kesästä talviaikaan tai päinvastoin, niin tapahtuu lisää liikenneonnettomuuksia. On siis hyviä syitä luopua kellojen siirtelystä. Tästä ei kuitenkaan pitäisi aiheutua lisää ongelmia, vaan sen pitäisi helpottaa ihmisten elämää. Kukaan ei halua sitä, että kymmenessä naapurin jäsenvaltiossa on kymmenen eri aikajärjestelmää. Palataan luontoon ja koordinoidaan asiaa EU-tasolla. Edustaja Peterle, meillä on aikaa. Teillä on kysymys, otetteko sen vastaan? Edustaja Langen, olkaa hyvä, voitte esittää kysymyksen. Aivan lyhyt kysymys. Mihin perustuu, perustaa arvio, arvostuu kollegassanne, että, että aivohalvaukset lisääntyvät? Minä olen mistään lukenut tällaista. Amerikkalaiset tutkimukset osoittavat päinvastaista. La sua risposta, onore... Voitte vastata. Edustaja Petri, olkaa hyvä. Torej, jaz se na Niin, minä luotan tässä tutkimustuloksiin, jotka oma, omat asiantuntijani ovat keränneet ja olen varma, että he ovat löytäneet oikeat faktat. Se on Van Dalen. Kiitoksia edustaja Van Dalen, olkaa hyvä yksi minuutti. Ah, lui pure grande. Molte grazie, presidente. De Europese vil dat de... Paljon kiitoksia puhemies. Euroopan komissio haluaa, että jäsenmaat päättävät, äh, ovatko ne pysyvästi talvi- vai kesäajassa, mutta en ole kuullut tälle mitään perusteluja. Tämä on äh, kulkenut eri valiokuntien läpi ja asiantuntijat ovat samaa mieltä. Kaikki puhuvat äh, terveysvaikutuksista, hyödyistä, joita nykyjärjestelmän purkamisella olisi, mutta tämähän ei pidä paikkaansa. Sitten on sanottu, että tämä myöskin tukisi turvallisuutta. Eihän tämäkään ole totta jälleen kerran. Siksi tästä on tullut näin tunnepitoinen kysymys. Täällä on paljon enemmän tunnetta liikkeellä kuin argumentteja. Tämä tulee heikentämään markkinoita, hajauttamaan niitä, sirpaloitamaan. Ihmiset puhuvat nyt tilkkutäkistä. Minä haluaisin suojella komission ehdotusta. Nyt pitäisi komission kyllä olla tiukkana. Kiitos. Kiitoksia. Siirrymme nyt puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Vai oliko täällä sininen kortti? Otetteko vastaan sinisen kortin kysymyksen, hyvä kollega? Olkaa hyvä. Edustaja Het lijkt wel een beetje een Nederlandse discussie. Kiitos puhemies. Tämähän on nyt varsin alankomaalainen keskustelu. Meidän maassamme hyvin monet kollegat ja parlamentin jäsenet ovat paneutuneet tähän aiheeseen. Minä olen viisi vuotta muiden ihmisten kanssa paininut aiheen parissa. Meillä on myös liikenneturvallisuutta koskevia mietintöjä ja niin edelleen. Ja nyt voi viisastella kuinka paljon huvittaa ja sanoitte, että ei ole faktoja olemassa, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Kyllä meidän täytyy kuunnella asiantuntijoita, jotka ovat paneutuneet aiheeseen ja tutustukaa tekin tähän mietintöön ja tutkimuksiin. Voitte vastata, hyvä kollega. Puhemies. Tämä parlamentti järjesti erittäin suuren kuulemisen ja siellä oli asiantuntijaryhmiä ja kaikki puhuivat tätä järjestelmää vastaan. Mitään äh, aivan selvää analyysiä ei ole, joka todistaisi siinä, että meidän pitäisi komission äh, esimerkkiä seurata. Yksi prosentti Euroopan kansalaisista vain haluaa tätä, mutta hyviä argumentteja heillä ei ole, ei mitään perusteluja. Paljon kiitoksia. Tämä oli nyt poikkeus. Äh, saman ryhmän edustajien välillä ei pitäisi käyttää näitä sinisen kortin kysymyksiä, mutta kun keskustelu on erityisen kiehtovaa, tein poikkeuksen. Edustaja Taaran, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin ennen kaikkea puhua kollegoille Van Dale und Langen keisari Wilhelm II ja äh, tsaari Nikolia, Nikolain ja Stalinin ja Hitlerin toisen aikana käyttämä väline, joka oli vuotuinen kellonäköjen siirto, on väline, joka on lopetettava, koska EU onhan on rauhanhanke. Ja nyt näyttää siltä, että siellä missä tämä, tavallaan tämä kellojen siirto on viimeinen jäänne toisesta maailmansodasta, jota on syytä hakea tuo eroon siitä. Meidän ei pidä antaa neuvostolle ja kollegoille, vaikka kun te mitään lisäaikaa esittää mitään omituisia eh, vastalauseita. Vaikka hallituksesta pystytään tekemään järkeviä päätöksiä ja uhkaavat meidän loogisia järjestelmiämme, niin eh, erilaisilla eh, tilkkutäkeillä ja kaauksella meidän pitäisi kuitenkin osoittaa, että tämä on bluffausta. On olemassa erilaisia aikavyöhykkeitä. Tokion ja New Yorkin pörssit toimivat huolimatta siitä, että ne ovat eri aikavyöhykkeillä. Kiitoksia. Edustaja... Nyt emme enää voi käyttää sinisiä kortteja tässä. Edustaja Shrelek, yksi minuutti, olkaa hyvä. Che. Onko hän paikalla? Davos. Prego. Davos, ole hyvä. Poštana eh, poverenice Bulc. Eh. Kiitoksia puhemies. Eh, hyvä komission jäsen Bulc. Me keskustelemme tässä yhteydessä yhdestä kaikkein vähiten tärkeistä tärkeistä asioista, ottaen huomioon tämän keskustelun ja kansalaisten reaktiot. Meidän täytyy katsoa niitä faktoja, mitkä on tänään mainittu. Epävirallisen työryhmän jäsenenä minä olen aivan alusta lähtien tukenut sitä, että vuoden aika siirroista luovuttaisiin ja luonnollisesti tämän tekstin puolesta äänestän huomenna. Haluaisin kuitenkin arvoisia kollegoja jotka näitä vasta-argumentteja esittivät, heitä pyytää selventämään tämän. Voitteko sanoa, mitkä olivat ne argumentit, joita käyttiin, kun kellojen siirtoon ryhdyttiin alun perin? Ja kuinka te voitte sanoa, että komissio ei ole tehnyt kunnollista tutkimusta? Jälleen kerran, kansalaisethan aivan selvästi tukevat tämän järjestelmän, nykyjärjestelmän purkamista. Esimerkiksi 22 000 kansalaista on Kroatiassa osallistunut työhön. Tämähän on kymmenen kertaa enemmän kuin Kroatiassa on direktiivien toimenpanosta kiinnostuneita ihmisiä. Pimenta Lopes, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tässä keskustelussa on kyse vuoro, vuoden ajoittaisesta kelloin aikojen siirrosta ja tätä ei voida erottaa maantieteestä, kulttuurista ja muista maakohtaisista asioista. Komissio haluaa yhtenäistää sisämarkkinoita ja esittää siksi siirrosta luopumista. Tiedeyhteisö ei ole pystynyt aukottomasti osoittamaan kummankaan järjestelmän eli kellojen siirtelyn tai sen puutteen vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Muistutan vielä komissiota sitä, että aikavyöhykkeen valinta liittyy jäsenvaltioiden toimivaltaan. Se kuuluu jäsenvaltioiden päätäntävallan alaisuuteen ja on otettava huomioon kunkin maan kansalaisten mielipiteet ja julkinen etu ja julkinen mielipide kaikissa maissa, kun ne päättävät, että mitä he tekevät aikavyöhykkeensä kanssa. Non c'è. Onorevole Blanco Edustaja Blanco Lopez, yksi minuutti. Tämä oli viimeinen puheenvuoro. Mikrofoni. Mikrofono, mikrofono. Mikrofoni. Gracias, president. Kiitos puhemies. Kellojen siirrolla on vaikutuksia, jotka vaikuttavat ihmisten sisäiseen kelloon. Sillä on myöskin vaikutuksia talouteen, energiaan, turvallisuuteen ja ne vaikuttavat todellakin kansalaisten elämänlaatuun. Joten tästä syystä tätä asiaa pitää ottaa mitään kevyesti. Esitys, jonka komissio on tehnyt, on sellainen, että siitä puuttuu kattava lausunto. Vuoden 2008 direktiivissä mukaan nykyinen esitys ovat tässä mielessä tärkeitä. Ei voida tehdä päätöksiä tällä tavalla. Päätöksiä, jotka voivat luoda esteitä ja aikarajoja siellä, missä ne tällä hetkellä ei ole. Tässä keskustelussa on välttämätöntä todellakin analysoida syvällisesti vaikutukset, joita tulee päätöksen mukana. Nyt kuulemme komission jäsen Bulcin vastauspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, kuuntelin hyvin tarkkaan tätä hyvin tunteikasta keskustelua ja ennen kuin kommentoin sisältöä sen enempää, haluan selventää yhden hyvin tärkeän asian. On jäsenmaiden rooli päättää aika vyöhykkeestä, johon ne kuuluvat. Näin on jo nykyisinkin. Ja kuten mainittua, meillä on jo Euroopan unionissa kolme aikavyöhykettä, eikä tämä aiheuta sisämarkkinoille mitään häiriöitä. Joten arvostaisin hyvin suuresti sitä, että ottaisitte nämä seikat huomioon, kun kommentoitte asiaa. Ja huomaan, että jonkin verran vastustusta vielä tulee esiin, mutta huomaan nyt näiden vuoropuhelujen jälkeen, että pitkällisen tarkastelun jälkeen olette valmiit hyväksyä, hyväksymään lopullisen version alkuperäisestä viimevuotisesta kannasta. Tämä on hyvin tärkeä viesti Euroopan kansalaisille, sillä meillä oli mielipide tiedustelussa lähestulkoon kymmenen kertaa enemmän vastaajia tällä kertaa kuin missään muussa kuulemisessa tai mielipidetiedustelussa Euroopan unionin tasolla, joten ihmiset kyllä välittävät tästä. Ja meidän velvollisuutemme on vastata heille. Tämä aihe on jotakin, mikä voidaan nähdä monimutkaisempana kuin yhtäkkiä kuvittelisi. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että toimivalta jakautuu jäsenmaiden ja unionin välillä. Ja näin tilanne on tällä hetkellä. Tämä ei ole jotakin, minkä komissio olisi keksinyt tätä kysymystä silmällä pitäen. On siis hyvin tärkeää huomata tämä jako ja kunnioittaa vallan jakautumista, kun päätöksiä tehdään. Kuten totesin jo, komissio tulee toimivaltansa puitteissa takaamaan sen, että direktiiviä toimeenpannaan oikein. Seuraamme tätä läheisesti ja tulemme tekemään töitä kaikkien häiriöiden, häiriöiden välttämiseksi sekä kansalaisille että talouden toimijoille koituvien sellaisten. Ja minä olen henkilökohtaisesti hyvin luottavainen sen suhteen, että kaikki jäsenmaat ovat aivan yhtä tietoisia asiasta ja että ne tulevat tekemään hyvin perusteltuja koordinointuja päätöksiä tulevina kuukausina. Tämä on kuitenkin jäsenmaiden päätös. Komissio voi vain huolehtia siitä, että kaikki teemme tämän päätöksen yhtä aikaa. Tämä on se rooli, jonka me tulemme täyttämään. Minä jopa rohkaisisin jäsenmaita järjestämään kansallisia mielipidetiedusteluja, jotta tiedettäisiin kumpi aika valitaan. Ja uskon, että aikaa on kylliksi tällaisen järjestämiseksi demokraattisella avoimella tavalla. Lopuksi haluaisin kiittää teitä vielä kerran. Haluaisin kiitokset lausua teille kaikille esittelijälle ja jäsenille siitä, että te olette omistaneet aikaanne tähän asiaan. Tekstin hyväksymällä parlamentti voi ryhtyä vaalitauon jälkeen neuvotteluihin neuvoston kanssa ja uskon, että jo Suomen puheenjohtajakaudella päästään asiassa tulokseen. Hyvä onnea huomisen äänestykseen. Paljon kiitoksia tästä työstä. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä puheenvuorosta ja seuraavaksi esittelijä Ulskog voi käyttää puheenvuoron. Marita, ole hyvä. Kiitos paljon kaikille, jotka ovat osallistuneet keskusteluun, esittäneet ajatuksiaan ääneen. Tämä on kyllä ollut yksi kiinnostavimmista keskusteluista, joita olen saanut ainakin viime vuosina kuulla täällä parlamentissa ja se kertoo siitä, kuinka tärkeä asia tämä teillekin on. Liikennevaliokunta on valiokunta, joka ei koskaan olisi voinut tehdä niin huikentelevaista ehdotusta, että se puuttuisi jotenkin jäsen, sisämarkkinoiden toimivuuteen. Ja käsittely on ollut kyllä monipolvista, mutta liikennevaliokunnassa meillä on molemmat jalat maassa ja siellä on nähty niin, että on aika luopua kellojen siirtelystä, koska sillä ei ole saavutettu sitä energiansäästöä, mitä aikanaan ajateltiin. On siis palattava siihen normaaliin päiväjärjestykseen, että jäsenvaltiot tavalliseen tapaan koordinoivat omaa aikaansa ja että meillä olisi mahdollisimman yhtenäinen aikavyöhykkeiden verkko. Ei tässä ole kyse mistään vallankumouksesta tai federalismista, vaan hyvin käytännöllisestä ratkaisusta, jolla saatetaan jopa säästää rahaa. Se edistää ihmisten terveyttä ja se on mielestäni se, minkä takia tämä meitä niin paljon kiinnostaa. Tämä keskustelu on ollut hyvin mielenkiintoinen ja arvokas. Kiitos siitä. Ja keskustelu osoittaa, että me voimme todellakin keksiä hyviä ideoita ja olla luovia. Joten vielä kerran kiitos kaikille teille. Paljon kiitoksia esittelijälle. Keskustelu päättyy tähän ja Äänestys käydään seuraavan täysistuntoviikon aikana. Kiitän, että komission jäsen on ollut täällä kanssamme. Nyt me keskustelemme sähkön yhtenäismarkkinoista. Meillä on edustaja Busekilta kolme äh, mietintö äh, ja myöskin kahdelta muulta jäseneltä mietintö. Nyt edustaja Werner käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen Kanjete, hyvät kollegat. Tänään minulla on kunnia eh, olla täällä Jerzy Busekin sijaisena alkuperäinen parlamentin esittelijä Herra Karins eh, vei neuvottelut menestykseksi päätökseen komission ja neuvoston kanssa ja tällä hetkellä on Latvian pääministeri, joten hän johdonmukaisesti itsekään voi olla täällä tänään. Sitä huolimatta kuitenkin tässä haluaisin kiittää häntä hänen eh, toiminnastaan, hänen neuvottelujen johtamisestaan ja hyvästä yhteistyöstä. Euroopan komissio on omat esityksensä esitellyt marraskuussa 2016 puhtaan energian paketista ja esitykset, jotka liittyvät sähkömarkkinoiden muotoon, ovat pisimmälle meneviä tässä koko paketissa. Ja mistä tässä konkreettisesti on kysymys? Asetus tulee johtamaan uusiin sääntöihin eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinat ovat viime vuosina muuttuneet valtavasti. Yksittäisten markkinatoimijoiden rooli tuottajista kuluttajiin ovat myös muuttuneet valtavasti. Ja siksi oli välttämätöntä, että Euroopan sähkömarkkinat muokataan uuteen uskoon ja saatetaan asianomaiseen kuntoon energin, energiamuutosta. Energiaa täytyy saada kestä, hallitus, keskitystä hallitoitoja pitää tehdä investointia uusiutuviin energialähteisiin ja kansallisten alu- sähkömarkkinoiden tulee ottaa alueellisesti läheisempää yhteistyötä tulevilla sähkömarkkinoilla kuluttajilla on keskeinen rooli ja tähän keskitytään myös direktiivissä. Sähkön kuluttajilla on vastaudessa mahdollisuus aktiivisesti osallistua tilanteeseen. Direktiivi on myöskin vahvistanut kuluttajan suojaa esimerkkinä esimerkiksi se, että sähkön kuluttajat saavat tulevaisuudessa laskuja jotka he ymmärtävät välittömästi. Varmasti kaikki tunne tilanteen, että kunnes on löytänyt laskusta olennaisen tiedon, on joutunut kääntelemään pari sivua ja kenties tumaan jopa alaviitteisiin. Nyt tärkeimmät tiedot ovat ensimmäisellä sivulla yhteen koottuna. Tämän lisäksi sertifioidut internetsivut kaikissa jäsenvaltioissa ovat kuluttajien käytettävissä, jotta jokainen eurooppalainen myös voi vertailla eri tariffeja ja löytää itselleen sopivimman. Euroopan parlamentti on erityisesti pitänyt tärkeänä sitä, että juuri ne kuluttajat, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa, saavat oman osansa asiasta. Koska energiaköyhyys on tällä hetkellä todellisuutta ja tästä lähtien jäsenvaltiot ovat velvollisia seuraamaan sitä, ovatko kansallistoimenpiteet riittävät siihen, että ihmiset, joita uhkaa energiaköyhyys, saavat tukea. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa kollegoille Euroopan komissiosta, jotka asiantuntemuksellaan ovat ratkaisevasti edistäneet sitä, että asia saatiin menestyksekkäästi päätökseen ja myös monet kiitokset teille komissiosen Kanjete rakentavasta keskustelusta myös vaikeissa neuvotteluissa. Itävalta puheenjohtajavaltiona on myös antanut valtaisa panoksen sen eteen, että huomenna voimme äänestää tästä mietinnöstä. Kaiken kaikkiaan olemme tarvinneet vain kuusi kolmikantaneuvottelua, Viimeistä edellinen oli 17 tuntia kestävä ja toinen viimeinen kesti 16 tuntia, mutta siitä huolimatta suoritus on valtava ja sitä kautta tämä valtaisa asiakokonaisuus, johon liittyy hyvinkin kiisteltyjä kysymyksiä, saatiin vietyä päätökseen menestyksekkäästi Itävallan puheenjohtajakaudella. Tässä haluaisin lopuksi myös kiittää kollegoja luottamu- luottamukseen perustava läheisestä rakentavasta yhteistyöstä. Haluan myös kiittää työntekijöitä ITRE-valiokunnan sihteeristöstä ja myös paljon muilta tahoilta. Haluan myöskin kiittää eri ryhmien poliittisia neuvonantajia ja erityisesti tietysti avustajia. Heille haluaisin sitä kiitoksen heidän panoksestaan. Uskon, että yhdessä olemme tehneet paljon saadaksemme aikaan Euroopassa energiakäänteen ja saaneet aikaan paljon kansalaisten hyväksi. Kiitoksia edustaja Petersen. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minäkin aloittaisin siitä, että kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet neuvotteluihin komissiosta, neuvostosta ja loistavia kollegoja täältä Euroopan parlamentista. Käytimme todellakin paljon aikaa tähän yhdessä ja joskus yötä myöten. Uskoakseni olemme kuitenkin saaneet aikaan myös tuloksia, joista voimme olla ylpeitä. Ja meidän pitääkin olla niistä ylpeitä. Olen nimittäin huolissani siitä, että olemme juuri nyt häviämässä taistelua ilmaston puolesta, emmekä ole olleet riittävän kunnianhimoisia. Meidän on nostettava kunnianhimomme tasoa ja sama on saatava aikaan kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden hallituksissa. Kansalaiset ovat lähteneet kaduille ja vaativat toimenpiteitä. Nuoret kautta Euroopan lakkoilevat ilmaston hyväksi ja ilmastoasiat saavat ihmisiä pakosalle kuivuudesta tai tulvista kärsivillä alueilla ja näin tulee olemaan jatkossakin. Ilman saasteet tappavat tuhansia eurooppalaisia vuosittain, mutta ne eivät ole ainoita syitä, jotka puoltavat energiasiirtymää. Energiapakettineuvottelut olivat hyvä esimerkki kaikista näistä ilmiöistä, sillä vaikka vihreä energia on halvempaa kuin hiili, niin siirtyminen vihreään energiaan on aivan liian hidasta edelleen. Tarvitaan vahvempia toimia ja ASER-yhteistyövirasto pystyisi valvomaan sitä, että vihreää energiaa saadaan pistorasioihin. Tästä huolimatta monet hallitukset ovat päättäneet pitää vanhat hiilivoimalat toiminnassa. Parlamentin jäsenet ovat pyrkineet vahvistamaan aservirastoa suhteessa kansallisiin viranomaisiin ja tämä on kohdannut paljon vastustusta jäsenvaltioissa. Olemme pyrkineet siis lisäämään aserviraston rahoitusta ja pyrimme jatkossakin tekemään niin. Olisi ratkaisevaa, että virasto pystyisi vaatimaan maksuja joistakin toiminnoistaan. Silloin kun jäsenvaltiot toimivat liian itsenäisesti, se tapahtuu ympäristön kustannuksella. Myös sähkömarkkinadirektiivissä jäsenvaltiot pyrkivät torjumaan rajat ylittävää liikennettä ja avoimuutta järjestelmässä. Olemme pystyneet kasvattamaan uusiutuvan energian rajat ylittäviä liikkeitä, mutta se on tapahtunut neuvostosta huolimatta – Ilmastotaistelu on tärkein taistelu, jota meillä nyt on käytävänämme. Pariisissa ministerit allekirjoittivat ihastuttavan julkilausuman ja siellä he puhuivat yhtä, mutta sitten kun palataan toisiin neuvottelupöytiin, niin puhutaan aivan toista. Viime viikolla hallitusten ja valtioiden johtajat tapasivat ja keskustelivat 2050 vuoden hiilineutraalista Euroopasta, eikä keskustelu päässyt edes alkuunsa kunnolla. Eurooppa tarvitsee nyt vihreää energiasiirtymää ja ilmastonmuutoksen torjumista. Meidän on investoitava näihin toimiin paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Me voimme löytää siihen varat esimerkiksi verottamalla hiiltä, lentopolttoaineita ja muovia. En pystynyt kiittämään kaikkia, jotka ovat osallistuneet eri vaiheissa neuvotteluihin komission, ministerineuvoston ja parlamentin puolesta ja kiitän kaikkia yhteisesti. Kahden kuukauden kuluttua kansalaiset käyvät vaaliurnille ja meidän on kuultava heidän äänensä, kun he vaativat, että meidän on torjuttava ilmastonmuutosta ja meidän on tartuttava tähän liikkeeseen. Me olemme sen velkaa lapsillemme ja lastenlapsillemme. Kiitoksia edustaja Petersen, edustaja Sanonato. Seuraavaksi toinen esittäjä Flavio, ole hyvä. Paljon kiitoksia puhemies, kun otimme tämän paketin ensimmäisiä askelia, tämähän on energiaunionille aivan ratkaisevan tärkeä. Jo muutama kuukausi sitten me tiesimme, että tämä tie ei tulisi olemaan helppo. Meillä on hyvin paljon intressejä pelissä, kun energiamarkkinoita halutaan integroida. Tässä on ollut paljon työtä myöskin edessämme. Haluaisimme kiittää Franco Sarattoa trilogeissa. Hän on onnistunut lähentämään erilaisia neuvotteluissa eh, esineitä eriäväisyyksiä. Eh, sähkösektorin riskit eh, ja premium-kysymys. Tämä parlamentin kanta niiden suhteen meni kaiken kaikkiaan läpi. Me huomaamme, että kun meillä on häiriöitä, jotka ilmenevät äh, sähköiset todella ne ovat hyvin äh, dramaattisia. Meillä voi olla myöskin hyvin dramaattisia syitä, ilmastonmuutos, terrori, isku ja niin edespäin. Jäsenmaat itse, niiden pitäisi to- hyvin, hyvällä tahdolla toimia jäsen, naapurijäsenmaan kanssa. Esimerkiksi talvikriisi 2017 osoitti, Tämän se iski eurooppalaisiin, sillä se vaikutti energian hintaan, palveluiden saatavuuteen, perheiden talouteen ja teollisuuteen. Tässä kysymyksenä on se, kuinka voisimme tukea ja millä tavoin tukea energia-alaa ja minkälaisen ehdoin voisimme tätä tehdä Euroopan unionissa niin, että kuitenkaan emme kansallisia poliittisia linja ylittäisi. Me olemme nyt yhteistyökriteerejä luoneet energiakriisien osalta ja niiden pitäisi olla kyllin sitovia. Mitä tulee metodologian ja arviointiin maiden kohdalla ja yhteenliitettävyyteen tai vastavuoroisen avun periaatteeseen neuvottelussa neuvoston kanssa – me pääsemme päätökseen. Emme kuitenkaan onnistuneet täysin tässä kompromississa Komissio on tehnyt hyvin arvokasta välittäjän työtä tietyissä ratkaisevan tärkeissä neuvottelun vaiheissa ja ilman sen panosta emme olisi päässeet tähän sopimukseen, joka meillä nyt on. Teksti, josta äänestämme parlamentissa, on parlamentille suotuisa metodologian osalta. Se tekee mahdolliseksi maakohtaisesti määritellä kriisitilanteen ja interventiot, joita kriisitilanteessa tehdään. Näiden arvioiden pitäisi olla äh, homogeenisia ja niillä pitäisi olla samat kriteerit. Ja myöskin meidän täytyy ottaa muut kuin valtion toimijat markkinoilla huomioon niiden toiminta. Meidän täytyy olla hyvin sitovia ehtoja erityisesti kun meillä on vastavuoroisen avun periaate jäsenmaiden välillä – jos meillä, tai jos meillä ilmenee sellaisia tilanteita, joissa infrastruktuuri on puutullista. Jäsenmailla on velvollisuus auttaa toinen toisiaan. Mitä tulee sitten kompensaatiokriteereiden määrittelemiseen, niiden määrittely on jätetty viranomaisten, kansallisten viranomaisten harkinnan varaan. Me olemme pyrkineet siihen, että tämä ei uhkaisi muita paketin osia neuvotteluiden aikana, mutta me pääsimme muiden kollegoiden ja varjostelin kanssa yhteistyössä näistä hankaluuksista yli. Haluaisin puheenjohtaja Busekia kiittää. Hän on hienosti johtanut neuvotteluryhmää myöskin verrattuna. Haluaisin kiittää erittäin hienosta työstä. Se on ollut pitkällistä tämän aiheen parissa ja myöskin komission jäsen että Haluaisin kiittää, hänen, että erittäin hienoa työtä tehnyt asiassa. Arias Kaniete, das Wort. Kiitos. Ja sitten komission jäsen Arias Kaniete. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja on todellakin ilo olla täällä tänään keskustelemassa tästä puhtaasta energiaa kaikille oppalaisen paketista. Nämä lainsäädäntöesitykset ovat kaikilla kielillä valmistautumista äh, äh, sääntelijöiden äh, virastokattavalle yhteistoiminnalle ovat viimeiset palat pelissä. Olemme saaneet suurimman lainsäädäntöpaketin, jonka Euroopan yllä koskaan on ollut energiapolitiikassa. Olemme saamassa aikaan nykyaikaiseen sääntökirjan energiasektorille koko maan osaa varten, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Haluan kiittää Euroopan parlamentin voimakkaasta tuesta rakentavien neuvottelujen aikana. Nämä varmistavat poliittisen sopimuksen viime joulukuulta. Esimerkiksi erityisesti kiitokset esittelijä Christianis Karinseli. Haluan myös noita lähettä siitä, hänestä on tullut Latvian pääministeri tammikuussa. Haluan esittää kiitokset edustaja Natolle ja myöskin, Natolle ja myöskin edustaja Petersenille. Haluan myöskin kiittää poliisiryhmien koordinaattoreita ja kaikkia varjostelijoita. Ilman heidän sopimustaan tulos ei ollut mahdollista. Tämä yhteistyö on mahdollistanut sen, että on voitu säädettää täydentävyys ja johdonmukaisuus, joka sisältyy ehdotukseen. Olemme sopineet hyvin kunnianhimoisesta paketista, joka vie meidän askeleen lähemmäksi energiaunionin toteutumista. Tämä oli yksi prioriteetti tällä Junckerin komissiolla, jonka te tuitte viisi vuotta sitten. Se, että tämä lainsäädäntö ottaa huomioon sen, että Euroopan unionin sähkömarkkinat saavat turvallisemmiksi, kestävämmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. Ja nämä luvut ovat hyväksi, laitavat hyväksi kuluttajille, planeettalle ja tuottajille. Kuluttajan kannalta ensimmäisen energialainsäädännössä on monia toimenpiteitä, joilla suojellaan ja voimaanotetaan kuluttajia, joista voi olla aktiivisia toimijoita he voivat yksilöllisesti hyötyä energiamuutoksesta. Tämä on olennaisen tärkeää Tämä siirtyminen energiassa ei ole mahdollista, jos ei kuluttajia mukaan ja jos ei saada laajaa yhteiskunnallista tukea. Lainsäädännön kautta voidaan saada aikaan parempia ratkaisuja kuluttajille. Kuluttajat saavat selkeitä laskuja, joita he ymmärtävät, ymmärtävät paremmin sitä maksavat. Kun to- toimittajan vaihtajista tulee helpompaa kuin aikaisemmin, se voi tapahtua 24 eh, tunnissa vuodessa 2026 ja vertailuvälineitä on olemassa, jotka helpottavat kuluttajia tekemään henkilökohtaisia ratkaisuja ja hyötymään alhaisemmista hinnoista. Tässä yhteydessä voin todeta, että kun tulee esittämään tähän myöskin vaihtoehtoista kiistoratkaisumenettelyä ja myöskin miten tämä mekanismi toimii. Älykkäillä mittareilla voidaan säästää energiaa ja voidaan myöskin reagoida markkinatilanteeseen, tätä voidaan säästää rahaa ja hyötyä suoraan enemmän markkinoista, joilla on enemmän kilpailuja. Kuluttajat voivat kuluttaa, tallentaa ja myydä sähköä markkinoille. He voivat tehdä tämän yksilöinä tai kollektiivisesti. Ensimmäisen kerran tämä lainsäädäntö mahdollistaa tällaisen. Me tulemme seuraamaan tässä sitä, että olemme pyrkineet asettamaan kuluttajan energian ytimeen. Nämä uudet säännöt myöskin ovat eduksi laajemmin talouden kannalta. Tätä kautta markkinat ovat paremmin integroituneet ja joustavammat. Ja markkinat ovat parempia signaaleja, jotta voidaan välittömästi lisätä investointeja ennen kaikkea puhtaampien joustavien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Tämä osaltaan vaikuttaa suoraan sähkön hintaan, mutta sitä kautta syntyy myös lisää työpaikkoja ja kasvua haluamme saamme aikaan lisää alueellista yhteistyötä ja luodaan rajat ylittävää kapasiteettia. Tämä on askel eteenpäin kohti integroituja kansallisia markkinoita ja samaan aikaan sisä, energian sisämarkkinoita. Ja samalla aikaan saadaan myöskin energian tuotantojärjestelmästä sellainen, että se on hiilivapaa. Tätä kautta varmistetaan myös se, että näitä mekanismeja voidaan käyttää pitkään ja että ne ovat avoimia yli rajojen. Tästä on huomattavaa hyötyä taloudellisesti ja tässä yhteydessä haluan myöskin mainita sen, että komissio tulee tekemään julkilausuman pöytäkirjaan, joka liittyy siihen, miten pannaan toimeen tämä uudistus, mitä ovat suunnitelmat, se liittyy myöskin valtion tuen arviointi. Sen lisäksi komissio tulee tekemään julkilausuman, joka koskee yhteisverkkojen merkitystä, korostaa mikä merkitys on ja ero on sähköllä ja kaasulla. Tämä on hyvin tärkeää, tämä energiavarmuus myös taloudellemme. Ja tässä siirtymävaiheessa meidän on myöskin varmistettava toimintavarmuus kansalaisille ja taloudelle. Tämä järjestelmä tulemaan kestävämpi ja se mahdollistaa paremman koordinoinnin jäsenvaltioiden välillä ja edistämään solidaisuuden henkeä. Nyt tulen kolmanteen kohtaan, joka liittyy sitä, mitä, mitä nämä uudet sähkömarkkinat merkitsevät ympäristölle ja kestävälle kehitykselle. Olemme sopineet kunnianhimoisista tavoitteista uusiutuvalle energialle ja uudet markkinoiden suunnittelu osaltaan edistää näiden saavuttamista ja helpottaa myöskin Pariisin sitoumusten toteut- saavuttamista. Markkinoista tulee joustavammat, vapaammat ja niissä voidaan käyttää enemmän uusta, uusiutuvaa lähtöisellä energiaa. Myöskin uudet päästörajoitukset ja päästömekanismit vahvistavat sen, että ratkaisu, joka liittyy toimintavarmuuteen, vastaa myöskin meidän ilmastotavoitteitamme. Siirtymävaiheen ratkaisut ovat realistisia ja mahdollistavat sen, että kaikki voivat sopeutua näihin uusiin vaatimuksiin. Kaikki tämä tulee helpottamaan Euroopan teollisuutta ja taloutta antamalla selkeän suunnan, mutta se myöskin vähentää paikallista saastumista saastumista kansalaisia hyödyttäen. Uudet säännöt ovat sellaisia, että niitä tarkkaillaan muualta maailmasta myös suurella mielenkiinnolla. Tämä toimenpidepaketti merkitsee, että olemme ensimmäinen Pariisin sopimuksen osapuoli, joka on hyväksynyt kaikki välttämättömät lainsäädännöt täyttääkseen – velvoitteensa. Samanaikaisesti se asettaa meidät hyvään asemaan tulevissa neuvotteluissa pitkän tähtäyksen strategiasta. Kiitos teidän apunne. Euroopan unioni on löytänyt selkeän tien ja osoittaa se myöskin muulle maailmalle seurata. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitos paljon komission jäsen. Ja nyt sitten ympäristövaliokunnan nimissä puheenvuoron käyttää edustaja Zorinju. Yksi minuutti. Kiitoksia. Tällä vaalikaudella EU on jäänyt jälkeen tavoitteista ja velvoitteista, joita sillä on kilpailukyvyn ja lähentymisen nimissä. Energiaunioni ja digitaalinen unioni ovat... Äh, Hetkinen, herrat Sorinjo, te kaksi herraa siellä ylempänä voisitteko lopettaa keskustelun tai poistua salista? Te häiritsette istuntoa keskustelullanne. Eli istukaa paikoillenne ja olkaa hiljaa tai jatkakaa keskusteluanne ulkopuolella. Kiitos paljon. Olkaa hyvä, edustaja Zorinju. aloitanko alusta? Komission jäsen tällä vaalikaudella EU on jäänyt jälkeen tavoitteista ja velvoitteista, joita sillä on ollut kilpailukyvyn ja lähentymisen alalla. Energiaunioni ja digitaaliunioni ovat hyviä esimerkkejä tästä ja niistä ja etenkin energiakysymyksistä keskustelemme tänään päätöslauselmien yhteydessä. Ei riitä se, että niitä saadaan eteenpäin, vaan on katsottava, millä valinnoilla ja missä muodossa EU pystyy varmistamaan johtajuuden energiamuutoksessa teollisuuden kilpailukyvyn ja puhtaan energiasaatavuuden säilyttäen. Pitää taata oikeudenmukaiset siirtymäjärjestelyt ja ennen kaikkea energiatehokkuus, markkinoiden säätelyn avoimuus ja uusiutuvien energianlähteiden etusia markkinoilla päästöjen vähentämiseksi. Yhtenäismarkkinat eivät ole sama kuin sääntelemättömät markkinat. Markkinoilla on oltava oikeudenmukaista kilpailua, niiden on oltava avoimet ja koordinoidut. Turvallisuutta ja innovaatioita ei saa vaarantua. Näin toimion EU pystyy saattamaan energia-asiat uuteen valoon kansalaisten hyväksi. Kiitos puhemies. Kiitos. Ja sitten siirrytään poliittisten ryhmien nimissä puhujiin puhujiin. Ensimmäisenä EPP, edustaja Langen, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin todeta, että tarvitsemme lähes kolme vuotta tämän paketin hyväksymiseen. Tämä ei riippunut komissiosta eikä parlamentista, vaan pääasiassa neuvostosta, joka jarrutti nyt voimme olla tyytyväisiä tulokseen, voimme olla tyytyväisiä tähän pakettiin ja olin mukana neuvotteluissa Eisasta. Kollega Petersen johti neuvotteluja erittäin hyvin. Haluan täällä vahvistaa sen painokkaasti, mutta valiokunnassa jo 21. helmikuuta 2018 sulle enemmistö hyväksymme lausuntomme ja sitten lähes koko vuosi tarvittiin siihen, että päästiin yksimielisyyteen neuvoston kanssa, sillä komissio halusi antaa EISalle pidemmälle meneviä oikeuksia, mutta neuvosto ei mitään oikeuksia. Me halus, saavutimme, mitä halusimme, tätä kautta parlamentti sai aikaan sen, että ei san rooli muuttuvilla sisämarkkinoilla vahvistui ja muuttui. Tähän asti se ensisijaisesti oli vastuussa koordinoinnista, neuvotteluista ja kansallisten sääntelyvaramaisten valvonnasta. Nyt olemme niin pitkällä, että EISalla on rajalliset, mutta kuitenkin päätöksentekovaltuudet. Ja se, että EISA saa asianmukaiset rahoitusresurssit, on tärkeää ajatellen tärkeä yhteistyö, mitä tulee tähän ASER, asetuksen voi sanoa, että siitä on saatu aika menestyksekäs tulos. Kiitos paljon. Sitten SD-ryhmän nimissä edustaja Werner, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kaksi vuotta olemme intensiivisesti painineet sähkömarkkinoiden uudistuksen parissa. Nyt käsillä olevat päätökset turvaavat turvallisen ja varman energiasäännin saannin EU-ssa myös energiamuutoksen jälkeen. Energialähteillä on tietenkin keskeinen rooli tässä ja uusiutuva energia on tulevaisuuden energiaa. Siksi oman ryhmäni johtavana neuvottelijana panostin etenkin siihen, että uusiutuvalla energialla on edulliset syöttötariffit ja ne ovat ensisijaisesti verkkoon syötettävää energiaa. Samalla saimme aikaan myös sen tuloksen, että energiaintensiivinen, päästöintensiivinen energia, kuten hiili, ei jatkossa enää voi saada valtion tukiaisia. Me sosiaalidemokraatit saimme aikaan myös sen, että kansalaisten energiaosuuskunnille varmistetaan etuoikeus oikeutettu käsittely jatkossa, eivätkä ne joudu kärsimään turhista kustannuksista ja hallintomenettelyistä. Meidän ryhmällemme oli tärkeää myös se, että kuluttajan suojaa vahvistetaan sähkömarkkinoilla. Tästä lähtien kuluttajat voivat vertailla sähköhintoja ja tariffeja luotettavien verkkosivustojen avulla. Ja 2020 vuodesta alkaen toimittajan vaihtamisen on onnistuttava vuorokauden kuluessa. Olisin toivonut, että verkon haltioiden liikkuvuus olisi lisääntynyt ja sähkö liikkuisi verkossa nykyistä paremmin, mutta siinä emme täysin onnistuneet ja tässä on nyt kyllä menetetty suuri mahdollisuus, sillä sähkön liikkuvuus olisi tärkeä asia ajatellen sitä, että yhä enemmän käytetään ladattavia energiaa lähteitä ja akkuja erilaisissa laitteissa ajoneuvoista alkaen. Lopuksi haluan kiittää kaikkia kollegoja luottamuksellisesta ja rakentavasta yhteistyöstä. Kiitos. Kiitos sitten ALDE-ryhmän puheenvuoro edustaja Linar, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies ja komission jäsen. Haluaisin onnitella kaikkia esittelijöitä siitä, että he pääsisi, pääsivät tämän virstan pylvään luo energiapaketin osalta. Näin saamme tehokkaampaa energiaa, energiaa ja Euroopan energiamarkkinoiden yhteensopivuudesta tulee todellisuutta. Minä olen varjoesittelijänä energiasektorin asioissa ja olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että me tarvitsemme vuoden 2017 talven kaltaisten tilanteiden varalta yhteen liitettävyyttä Euroopassa. Me teimme monirakenteisen, monitasoisen puitteiston parissa töitä se tekee mahdolliseksi jäsenmaille tehdä ex ante koordinointia toimiensa osalta. Oikea-aikaiset interventiot liitetään selkeään menettelyyn, erityisesti siihen, että meillä on korvausmenettelyt, joista on sovittu etukäteen. Uskon, että varjoesittelijöiden yhteistyö takaisin kolme asiaa. Me saimme todellisen Euroopan unionin lähestymistavan, koska meillä oli riskianalyysi, menettelytapa käytössä ja me saimme myöskin äh, arviointikeskukset, alueelliset keskukset mukaan kaikissa vaiheissa. Tämä luo kannustumia tiedonjakoon luottamuksellisuuskysymyksiin ja tämä vähentää markkinoiden väärentymistä ja markkinahäiriöitä, kun meillä on markkinapohjaisia ratkaisuja vain viimeisenä vaihtoehtona. Tämä myöskin vähentää sähkökatkosten riskiä merkittävästi ja tekee myöskin mahdolliseksi kasvattaa energian toimitusvarmuutta ja samalla vähentää meidän riippuvaisuuttamme kolmansista maista. Haluaisin kiittää lopuksi kaikkia eh, varjoesittelijöitä ja neuvottelutiimiä tästä hedelmällisestä yhteistyöstä. Kiitoksia. Kiitos sitten vihreiden nimissä puheenvuoro käyttää edustaja Marcellesi yksi minuutti. Eh, Kiitos puhemies. Hiilestä luopuminen energiantuotossa on ehdoton prioriteetti ja tällä säädöksellä otamme askeleen oikeaan suuntaan. Olen iloinen siitä, että vihreän ansiosta tämä sopimus palvelee sitä, että edistetään uusiutuvia eh, veroja, että sanakaan energian eh, kollektiivista tuontoa ja tätä kautta pyritään myöskin vähentämään hiilennostavaa tukea. Tässä mennään pitemmälle sinne päästä eron likaisesta energiasta ja me kuitenkin olemme pitää tehdä paljon enemmän, jos haluamme täyttää se, miten meillä Pariisissa sopimuksessa on. Ei saa antaa lupaa tuille, jotka aiheuttavat saastettumista miksi Puolassa ja Kreikassa. Ja komission tulee toimia myöskin aktiivisesti ilmastotasolla. Me olemme hyvin tarkkaavaisia. Me pyrimme säästämään nuorisolle ilmaston, koska joka viikko se antaa meille opetuksen tässä asiassa. Kiitos sitten Goeangälän nimissä edustaja Ernst, yksi minuutti. Anteeksi, puolitoista minuuttia. Kiitos. Uskoisin, että sähkömarkkinoiden kyseessä ollen on todellakin kysyttävä, että onko tämä tulos riittävä lähivuosikymmenille. Onko se riittävän päättäväinen vastaus ilmastonmuutoksen torjuntaan? Ja siihenhän vaaditaan ehdottomasti uusiutuvaa energiaa. Kysymys kuuluu myös, onko tämä riittävän kestävä ratkaisu lähivuosien energiataloudelle ja onko se riittävä sosiaalinen ratkaisu. Jos ollaan rehellisiä, niin täytyy todeta, että lasi on puoli täysi. Se, että pidämme kiinni hintasääntelystä energiamarkkinoilla ja valittelemme energiaköyhyyttä on ristiriitaista. kansalaiset ja kuluttajat saavat nyt ensimmäistä kertaa säänneltyjä oikeuksia ja erityisesti uusiutuvan energian hyväksyttävyyden kannalta tämä on tärkeää, mutta kuluttajan suojaa ei ole viety tarpeeksi pitkälle. Kaikista saastuttavimmat hiilivoimalat jäävät jatkossa tukien ulkopuolelle, mutta kapasiteettimarkkinoiden kanssa meillä on kyllä aikamoisia hankaluuksia hyväksyä niitä sillä tarvitsisimme johdonmukaista etuoikeutettua syöttöä kaikelle uusiutuvalle energialle, eikä vain pienistä laitoksista tulevalle uusiutuvalle. Ja me vasemmistolaisina olimme näiden tavoitteiden puolesta puoli täysillä. Ihan voi toiselta kannalta katsottuna olla myös puoli tyhjä. E Sitten EFDDn nimissä edustaja Pulok. Yksi minuutti. Yes, please. arvoisa puhemies. Euroopan äh, sähkökriisi johtuu siitä, että energiapolitiikka on tehnyt vastuuttomia ratkaisuja. Nämä ovat tehneet äh, valitsemattomat komission jäsenet Brysselissä. Äh, edustaja Karins tuo hyvin tärkeitä kysymyksiä esiin, kuten esimerkiksi uudistuvan energian ähm, ja edustaja Sananotto taas haluaa todeta, että Euroopan unionin harmonisoinnin edistäminen vähentää ongelmia tulevaisuudessa. Hyvä puhemies, Euroopan unioni pohjaa tämän energiapolitiikkansa ähm, muille kuin luotettaville ja kalleille arvioille. Nämä uhkaavat kilpailukykyä ja ajavat energiaa paljon käyttävät teollisuuden alat Euroopan unionista pois. Tämä liittyy myöskin hiilivuotoon. Tämän seurauksena menetämme sekä investoinnit että työpaikat. Toivon todellakin, että Britannia eroo Euroopan unionista ja torjuu kaikki Euroopan unionin energia- ja ilmastopolitiikan osaset, jotka ovat epäonnistuneita. Yhdistyneen kuningaskunnan täytyy päästä takaisin todellisiin maailman ja eh, hiileen ja ydinvoimaan ja muuhun järkevän energiaan investoida ja myöskin käyttää paikallista, ehkäpä vielä löytymättömissä piilevää liuskakaasua. Kiitoksia. Kiitos. Sitten ENFn nimissä edustaja Le Chevalier. Kiitoksia. Energia on välttämätöntä kansalaisille, teollisuudelle ja muillekin aloille, ja siksi se on kaikkein tärkeimpiä strategisia politiikan aloja kullekin valtiolle. Yhteistyö energian alalla on kyllä välttämätöntä, mutta itsemääräämisoikeus on jotakin, mistä emme voi tinkiä tällä alalla. Se, että vastustetaan ilmastonmuutosta ja suojellaan kuluttajia, tämä, tällä verokkeella komissio haluaa suuret energiamarkkinat Eurooppaan joilla se voisi määräillä rajat ylittävät yhteydet, joita sähkön kulutuksen piikkejä tai ongelmia voitaisiin naapureiden kanssa hallita ja kuluttajien tuottama energia tai kulutuksen muokkaaminen tulevaisuutta ajatellen tämä on positiivista, mutta ne ovat asioita, joista jäsenmaat ovat sopineet omalla alueellaan ja keskenään jo iät ajat. Tässä sanellaan sellaisia toimia, jotka tuhoavat kaiken itsemääräämisoikeuden energian alalla kansallisesti sekä tekniset ratkaisut energian eh, yhteyksissä että naapureiden kanssa tehtävät ratkaisut ovat sellaisia, joissa täytyy korostaa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta. Tässä ei saa mitään ideologisia summittaisia saneluja komissiosta harrastaa, eikä virastoista myöskään. Komissio myöskin haluaa täysin vapauttaa energiamarkkinat. Meidän täytyy muistuttaa siitä, että Euroopan unionin ulkopuoliset liialliset yksityistämis- ja vapauttamisesimerkit energian alalta ovat yleensä johtaneet pahoihin epäonnistumisiin. Jokainen näistä teksteistä on lisäkivi Euroopan energiamarkkinoihin ja Euroopan jäsenmaiden itsemääräämisoikeuden tiellä este. Tässä on ultraliberaalia komission politiikkaa kyseessä energiamarkkinoilla. Muun muassa se haluaa kansainvälistää kentän ja avata sen kilpailulle. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämä ei ole mikään liberalistinen ala. Energiaa täytyy hallinnoida kansallisesti vapaan yhteistyön muodossa vapaiden maiden välillä. Sitten tulemme muihin puhujiin ensin. Edustaja Blanco Lopez, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kuten keskustelussa sähkömarkkinavakautamisesta olemme nyt saavuttaneet niin kysymys jossa on päästy huippuun, eli tähän puhtaan energian pakettiin. Haluan kiittää komissiota tästä, koska komissio on käynnistänyt tämän asian, mutta olisi myöskin antaa tunnustuksen sille, että tämä parlamentti on nyt ollut todellakin vaatimusten tasolla ja sen vaatim- haasteen tasolla, tasolla, joka on edessä, eli se, että saadaan lainsäädäntöä energian alueella, joka vastaa Pariisin sopimusta ja sitä suurta haastetta, joka on ihmiskunnan edessä, joka on siis ilmastonmuutoksen vastainen taistelu se, että yhä enemmän otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa ja saadaan enemmän tehokkuutta energian alueella ja että kuluttajat saavat aktiivisemman roolin ja jossa myös on rooli, jota pidä unohtaa, jolla pyritään torjumaan energiaköyhyyttä. Todellakin Euroopan unioni on nyt maailmallisesti suuri toimija, jolla on lainsäädäntö, joka on turvallista ja joka vastaa ajan haasteisiin. Joten me voimme eurooppalaisena kokea olevamme ylpeitä työstä, jota olemme toteuttaneet, ja voimme myöskin osoittaa, että täytyy tehdä enemmän silloin, kun on haaste edessä, joka on niin valtava. Nun herr Sklell. Kiitos sitten edustaja Škrelec, yksi minuutti. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Prvo koristim priliku da kao... Paljon kiitoksia puhemies. Ennen kaikkea varjoesittelijänä Eisar asetuksessa minä haluaisin kiittää edustaja Petersen ja hänen ponnisteluistaan neuvotteluiden aikana on aivan selvää, että meidän kunnianhimomme taso ei toteutunut, mutta kaikki mahdollinen on tehnyt, jotta meillä olisi tehokasta energiapolitiikkaa Euroopan unionissa koko energiapaketissa. Minä haluaisin korostaa seuraavaa, enkä usko, että kollegat vielä sanoivat tätä. Haluaisin korostaa tätä energiamarkkinoiden suhteen. Kyseessä on toimeenpano. Komission jäsen Kanjete puhui moneen kertaan tästä asiasta kun hän vieraili valiokunnissamme. Energiaunioni on jotakin, minkä jäsenmaat toimeenpanevat. Niin ne täytyisi tehdä, sillä ilmasto- ja energiasuunnitelmien integraatio osoittaa sen, että nyt jo meillä on olemassa kysymys siitä, kuinka jäsenmaat tulevat toimeenpanemaan tätä pakettia, sillä alueseutu kehitysrahasto ja monet muut tahot tulevat tekemään päätöksiä asiassa. Ja tämä eh, osoittaa se, miten tulevaisuudessa toimimme. Kiitoksia. Poh, minut. Kiitos, rouva puhemies, komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Morten Peterseniä ja kaikkia varjoesittelijöitä kovasta työstä myös. pääsimme nyt kompromissin ja minusta ASER-sopimus on erinomainen ja virasto tulee olemaan hyvin tehokassa. Meillä tulee olemaan virasto, joka tulee vahvempi ja avoimempi ja tulee valvomaan alueellista, alueellisia koordinointikeskuksia, jotka tulevat olemaan tärkeässä roolissa, kun nämä siitoverkon halkijat päättävät sitten kysymyksistä ja koordinoivat toimiaan jotka voivat vaikuttaa markkinoihin. Olen tyytyväinen siihen, että me nyt voimme sopia siitä, että virastot tarvitsee parempaa rahoitusta ja henkilöstöä ja toivon, että voimme korjata haasteet. Edustaja Krasnodevski, minuutti 30. Kiitos Haluaisin puhua asiasta toisesta näkökulmasta. Tulevaisuudesta ja sitä kokemuksesta, mitä meillä on tällaisesta lainsäädäntötyöstä, joka sisältyy tähän pakettiin. Mutta on tärkeää saada aikaan markkinoiden oikeudenmukainen arviointi ennen kuin ryhdymme ottamaan käyttöön uusia ilmastotoimenpiteitä. Me yritämme saada aikaan hiilineutraalia taloutta vuoteen 2050, mutta ennen kuin me teemme sen, meidän täytyy muistaa ihmiset, jotka asuvat eri alueilla, joissa lämmitetään esimerkiksi hiilellä tai kaasulla. Meidän täytyy myös katsoa, miten väki on vähentynyt tietyiltä alueilta Katsokaa esimerkiksi Romania, Bulgaria, katsokaa mitä Ranskassa tapahtui, keltaliivit eh, polttoaineiden korotusten vuoksi. Emme me halua, että näin tapahtuu muuallakin. Me vaadimme, että alueisiin suhtaudutaan oikeudenmukaisesti. Meillä pitää olla erilaista rahoitusta, sen tulee kulkea käsi kädessä erilaisten talouksien kanssa. Ennen kaikkea kaikkein tärkeintä on muistaa kotitaloukset ja varsinkin ne, joilla nyt jo on energiaköyhyys uhkana. Kiitos. Kiitos. Sitten menettymän puhujalistaa. Kaksi pyyntöä on tullut. Edustaja Kelly. Ja Keli. Kiitos. Olen ollut mukana näissä kysymyksissä koko mandaatin ajan. On hienoa, että äh, Kanjete ja muut ovat olleet tässä mukana myös. Ensinnäkin tässä on nyt varmistettu Pariisin sopimuksen mukaan ottaminen. Ja nyt sitten puhtaan energian paketin kautta saadaan tarvittava lainsäädäntö, jotta voidaan saavuttaa nuo tavoitteet. Voimme olla tästä erittäin ylpeitä. Toiseksi yhteen toimivuus on tärkeää tällä osalla erityisesti, jos haluamme käyttää uusiutuvia paremmin, aurinko ei aina paista, tuuli ei aina tuule, joten jotta voidaan maksimoida tämä, niin tarvitaan yhteistyötä sähkön sisämarkkinat auttavat tämän luomisessa. Ja Irlannissa on Pat Cox ja muiden ryhmittymä, jotka tällaista visiota vievät eteenpäin myös. Tämä tulee edistämään yhteentoimivuutta, jotta voidaan käyttää mahdollisimman paljon näitä uusiutuvia energialähteitä. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. Edustaja Caputo, minuutti. Grazie. Kiitos puhemies. Uusi sähköpaketti tuo mukanaan mahdollisuuksia erityisesti rajat ylittävään välitystoimintaan ja myöskin sähkötuotannon parantamiseen. Myöskin kuluttajan suoja ja oikeudet ovat äärimmäisen merkittävässä äh, osassa tässä kokonaishankkeessa. Esimerkiksi äh, sähkön käytön säätely erilaisten uusien mittauslaitteiden kanssa on yksi mahdollisuus. Hanke on kuitenkin kunnianhimoinen ja siirtymäkausi tulee tuomaan Mukana on paljon äh, välivaiheita. Äh, tätä kaikkea on kuitenkin vahvistettavaa. Meidän on päästävä eteenpäin ensi, aikaisemmasta fossiilisen äh, energian perustuvasta tuotannosta modernimpiin järjestelmiin, ja tätä on pidettävä jatkuvasti yllä. Tietenkin myöskin itse tuottaminen on hyvä vaihtoehto Kiitos. Komission jäsen, olkaa hyvä. Madam, Madam President. Puhemies. Arvon jäsenet, haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että se on ollut niin luotettava kumppani näiden asioiden neuvottelun aikana. Te olette tukeneet sitä kunnianhimon tasoa, mitä me olemme vaatineet ja Eurooppa voi olla täysin tyytyväinen teidän panokseenne. Luotan siihen, että huomisessa äänestyksessä pidätte kiinni kunnianhimoisesta lähestymistavastanne ja sen vuoksi pysytte jatkossakin erittäin tärkeänä toimijana, kun määrittelemme energiapolitiikkaamme tulevalle vuosisadalle. Tämä on hyvä esimerkki avainalueesta, jolla Eurooppa pääsee eteenpäin. Tämä on esimerkki niistä lupauksista, joita kansalaisille tehtiin viisi vuotta sitten ja nyt se toteutetaan. Tämä on myös esimerkki, jossa Euroopan parlamentti oli hyvin määrätietoinen ja toi kansalaistemme prioriteetit etualalle. Täytäntöönpano tulee olemaan määrätietoista ja tulemme käyttämään kaikkia keinoja, jotta voimme tukea kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia. Me pyydämme, että hallitukset ryhtyvät toimenpiteisiin ja rohkaisisin kaikkia eurooppalaisia puolueita ja kärkiehdekkaita selittämään ennen vaaleja, mitä te olette tässä oikein tehneet ja kertoa vaalitaistelussa myös visione tästä tärkeästä alueesta. Kiitos, puhemies. Kiitos paljon komission jäsen. Nyt edustaja Werner. No siis hän pahoitteli aikaisemmin, että piti olla toisessa kokouksessa, takia hän ei taida enää olla paikalla. Senpä takia puheenvuoron saa nyt edustaja Petersen kaksi minuuttia. Ja tack formen. Kiitos äh, puhemies. Komissio esitteli suuren energiapakettinsa ja nyt tällä viikolla me näemme, äh, kuinka me olemme päässeet eteenpäin ja kuinka me näemme monen vuoden kovan työn lopputuloksen ja seuraavan asian, askeleen. Me olemme tehneet lainsäädäntöä yhdessä komission kanssa. Tässä on suurin paketti energialainsäädäntöä koko EUn historiassa, mutta tämä on vain paperia, mikäli tätä ei täytäntöön panna. Siksi myös tulevina vuosina parlamentilla tulee olemaan tärkeä rooli, kun me pidämme silmällä sitä, että lainsäädäntö todellakin täytäntöön pannaan. Se on ratkaisevaa koko ilmastotaistelulle. Ja se, mitä me olemme nyt kokeneet viime vuosina, on se, että nimenomaan parlamentti on pitänyt kiinni kunnianhimosta ja nimenomaan nostanut kunnianhimotasoa. Ja sitä me voimme käyttää vaalikampanjassamme. Me olemme asettaneet korkeat tavoitteet energiatehokkuudelle ja kestävälle, ke, kestävälle energialle. Mutta kaikessa tässä nimenomaan täytäntöönpano on kaikkein tärkeintä, koska tässä on kysymys sähköstä rajat ylittävästi ja se täytyy myös muuttaa vihreäksi. Seuraavalla jaksolla on kysymys vuoden 2050 ilmastotavoitteista, enkä näe mitään syytä, miksei EU kykenisi toimimaan tehokkaasti. Sen vuoksi meillä tulee olla tavoitteena viimeistään 2050 nolla energiapäästötaso. päästötaso. Me olemme käyneet pitkiä neuvotteluita ja me tulemme ottamaan vastuun tästä asiasta. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa sydämelliset kiitokset komissiolle ja komission jäsenelle ja kaikille kollegoille parlamentissa erinomaisesta yhteistyöstä. Se lupailee hyvää. Kiitos. Seuraavaksi esittelijän Sanonaatto, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Toden totta tässä ei ole enää paljon lisättävää siihen, mitä aiemmin totesin ja myöskin ottaen huomioon komissaari Kanieten sanat, olen laajalti samaa mieltä kollegoiden kanssa Euroopan parlamentista, jotka käyttivät puheenvuoroja eri kohdista. Ne vähäiset kriittiset puheenvuorot, joita täällä saatiin kuulla, luonnollisesti varsin korvatarkkana olin myöskin siinä yhteydessä, mutta nyt on mietittävä sitä, onko energiayhtenäismarkkinoiden toteuttaminen järkevää kaikki ne osa-alueinen. Me kuitenkin käymme keskustelua nyt siitä, millä tavoin nämä markkinat toteutetaan. On miellyttävää saada esittää uudemman kerran kiitokset puheenjohtaja Busekille ja kollegoille ja samaten komissari Kanietelle. Ja huomasin myöskin, että Dominique Ristoli, pääjohtaja, niin ikään hän saapui paikalle, joten kiitokset kaikille keskusteluun osallistujille. Tämän kaiken myötä meillä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää koko markkinoihin liittyvä mekanismi ja tapaamisen taas seuraavalla kerralla. Kiitos esittelijä. Yhteiskeskustelu päättyy. Äänestys on huomenna. Seuraava kohtaistuslistalla on edustaja Didien mietintö kuluttajan yhteisten ja suomeksi nostettavat edustajakanteet. Edustaja Didier, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Madame la présidente. Rouva puhemies, komission jäsen Jourova, kollegat. Euroopan parlamenttiin tuli vuosi sitten, näin ollen minulla on onni, mutta myös vastuu olla sitten tässä uudistuksessa, joka on näin arvokas kaikkien Euroopan maiden kuluttajille. Huomenna mahdollistamme nämä edustajakanteet suuritysten laittomia toimia vasten. Minun tehtäväni ei ollut alussa helppo. Monet pelkäsivät esimerkiksi, että tämä uudistus johtaisi väärinkäytöksiin, jolla pyritään epävakauttamaan yrittä, yritysten toimintaa, ja tämä loisi näin ollen amerikkalaistyyppisen järjestelmän. No, minä kyllä pidin huolen niin, että näin ei käy. Jotkut pelkäsivät sitten taas, että tämä teksti päätyy seuraavaksi sekametelisopaksi, jossa kuluttaja ei ottaisi vain huomioon, vaan kansalainen kaikissa olosuhteissa, joka käyttäisi tätä kannata hyväkseen pyytäkseen muun muassa yritykseltä korvauksia sillä tekosyyllä, että se olisi saastuttanut ilmaa, jota henkilö hengittää. No, näinkään ei käynyt, koska tällä tekstin henkeä oltaisiin, henkeä olisi vielä, tällä pyritään suojelemaan kuluttajien etuja nimenomaan. Voin sanoa, että että olemme tiivissä yhteistyössä kaikkien varjostyöiden kanssa. No, haluaisinkin heitä kiittää lämpimästi loistavasta yhteistyöstä. Ja olemme nyt siis löytäneet tasapainon, jossa toisaalta otettu huomioon kuluttajien lisääntynyt suojeleminen ja toisaalta tarvittava juridinen varmuus yrityksille. Ja tämä teksti menee jopa vieläkin pidemmälle, sillä se osoittaa ehkä ensimmäistä kertaa, että Molemmat, toisaalta suojelu ja turvallisuus, toisaalta kulkevat käsi kädessä. Ja niin kannattaakin mennä. Arvon kollega, että hyväksytään tämä teksti. Nyt muutama, vaali, muutama viikko ennen vaaleja voisi olla hieno osoitus siitä, että kun vedämme yhtä köyttä, teemme Euroopasta konkreettisesti hyödyllisen jokaisen kansalaisen arjelle. Eurooppalaisten näiden edustajakantelun kautta autonomistajat, pesukoneiden omistajat voivat muiden samantyyppisten henkilöiden kanssa nostaa kanteen lentoyhtiöitä vastaan, automerkkiä vastaan tai kodinkonemerkkiä vastaan. Nämä kuluttajat, heidän oikeuksiaan puolustettaisiin oikeutettuun yksikön kautta. Tämä valitaan sitten tämä on määritelty avoimesti, niin he saavat korvaukset tarvittaessa lopuksi jotta tämmöisessä legitiimisen nimen eurooppalainen edustaja kanteensa on määritelty perusperiaatteet ensinnäkin. Edustajakanne ei korvaa olemassa olevia kanteita jäsenvaltioissa. Tässä kunnitetaan kansallisia juridisia perinteitä ja tämä olisi vain lisäsuoja tai uusi suoja yhdeksän Euroopan maahan, jossa ei ole tähän asti ollut tämä tyyppistä tointa. Toinen periaate. Kaikki korvaukset pitää maksaa kuluttajille kuluttajalle. Oikeutetut yksiköt ovat tässä vain välineitä, joiden myötä kuluttajat eh, saavat oikeuden suojattua ja oikeutetut yksiköt eivät tästä muulla tavoin hyödy lopuksi, jotta vältetään väärinkäytökset. Olemme määränneet, että tuomioistuimen häviää ja maksaa viulut, mutta sitten on myös sellainen sääntö, jonka myötä ei voida saada kahteen kertaan korvauksia samasta tapauksesta jutusta. Arvon kollegat, pyydän, että huomenna äänestätte tämän uudistuksen puolesta, sillä tämä ei ole minkään ideologian teksti eikä minkään lobbarin teksti. Tämä direktiivi ajaa vain yhtä ainoaa tavoitetta, se, että suojellaan paremmin kaikkien Euroopan kansalaisten oikeuksia. Kiitos. Monsieur Didier, je ne vois pas monsieur... Kiitokset herra Didier. Valitettavasti herra De Jong ei nähtävästi ole salissa, joten annan puheenvuoron Rova Eurovalle komissiosta. Olkaa hyvä. The members. Puhemies, arvo jäsenet, haluaisin aloittaa kiittämillä edustaja Didieria hänen sitoutuneesta työstään tässä asiassa, samoin kuin muita parlamentin jäseniä. Komissio pitää tervetulleena sitä, että tässä on päästy niin nopeasti eteenpäin ja toivoo, että parlamentti hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä huomenna. Me voimme kaikki olla samaa mieltä, että kuluttajien koko EU:ssa täytyisi voida tehokkaasti puolustaa etujaan edustuksellisessa tilanteessa ja siksi komissio ehdottaa tätä direktiiviä. Edustajakannetoimissa edustetaan kuluttajien kollektiivisia etuja ja, ja siinä esimerkiksi tällaiset äh, kuluttajajärjestöt ovat oikeutettuja yksiköitä, jotka kykenevät toimimaan. Ne voivat äh, puuttua kuluttajalainsäädännön äh, rikkomuksiin ja auttaa tekemään edustajakanteen niille, joita on vahingoitettu. Tämä on erityisen hyvä kuluttajille silloin, kun he eivät yksityisesti kykene puolustamaan etuja. Yhteinen vastaus tässä on yhteinen vastaus EUn kansalaisten oikeuksille. Tämä ehdotus antaa jäsenvaltioille kuitenkin kohtuullisen paljon liikkumavaraa tärkeimmissä asioissa. Meidän tavoitteemme on löytää ratkaisuja, jotka varmistavat kuluttajaoikeudet ja huolehtivat samalla myös siitä, että kauppiaita kohdellaan oikeudenmukaisesti. Alusta alkaen teemme selväksi, että komissio ei halua mielivaltaista järjestelyä, vaan että me määrittelimme hyvin selkeästi eurooppalaisen edustajakanteen, joka on oikeudenmukainen kuluttajille ja yrityksille ja joka ei tuo mukanaan vahinkoa eikä minkäänlaista tällaista USA-tyyppistä joukkokannejärjestelmää. Me haluamme Eh, että meillä on oikeutetut yksiköt, jotka toimivat kuluttajien eh, eduissa. Ja parlamentilla on ollut samat tavoitteet erityisesti. Te olette ehdottaneet, että vahvistettaisiin eh, kriteereitä oikeutetuista yksiköistä ja jäsenvaltioiden tarkkoja modaliteetteja, jotka tässä toimivat. Meidän täytyy saada selkeät ja tehokkaat säännöt edustajakanteille, jotka sopivat eurooppalaiseen malliin. Olen vakuuttunut, että tämä uusi malli tulee olemaan erityisen tärkeä kuluttajille. Me annamme tällä edustajakanteella hyvin selkeän viestin Euroopan kuluttajille, että EU välittää heistä. Siksi uskonkin, että teidän äänestyksenne juuri tässä vaalien alla on erityisen tärkeä. Kiitos. Merci beaucoup. Suurkiitokset. En eh, näe eh, sen enempää valitettavasti herra Meeriäkaan eh, salissa, joten siirrymme ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä herra Spopora, puolitoista minuuttia. Vážená pani komisarsko, myslím, že... Kiitos, rova puhemies, komission jäsen. Haluaisin kollega Didieriä kiittää työstä jota hän on tehnyt tämän tekstin parissa. Ja haluan kiittää myös teitä komission jäsen. Euroopan kansalaiset odottavat tiettyjä suojanormeja ja tämä teksti on hyvä panos sen lisäämiseksi. Teksti sisältää monia kohtia, joiden tavoitteena on johtaa siihen, ettei edustajakanta tuli liian sitovia. Mä olen siitä tyytyväinen, että, tai siihen tyytyväinen, että voimme varmistaa, että tämän tyyppiset kanteet, niitä voidaan käyttää vain silloin, kun se liittyy kulttuurisuojaan eikä mihinkään muuhun. Kiitos. Merci, madame. Kiitokset äh, puolitoista minuuttia. Naro Ilvo, SD-ryhmästä äh, puhemies. Kiitokset huolimatta tiukasta loppauksesta. Ja Euroopan äh, parlamentin oikea puolen vastustuksesta huolimatta löysimme Meiralidin kanssa hyvän äh, loppuratkaisun. 19 äh, jäsenmaalla on käytössä edustajakannejärjestelmä, ja nyt uusi direktiivi ehdotus tulee takamaan vähimmäisessä suojelustandardit eh, Euroopan unionin alueelle. Meille on äärimmäisen tärkeää eh, nyt helpottaa eh, edustajakanteen siihen liittyvän järjestelmän käyttöönottoja ja myöskin taata kuluttajien suoja ja järjestelmän uskottavuus ja odotamme hyviä tuloksia. Kaksi keskeistä asiaa. Ensinnäkin meidän on mietittävä soveltamisalaa. Kyse ei ole pelkästään kuluttajakysymyksistä, vaan myöskin yritysten toiminnasta, joka voi aiheuttaa tilanteen, jossa on käytettävä edustajakannetta. Ja toisekseen... jos se point Euh, <clears throat> Neuvosto eh, ei ole löytänyt ad hoc eh, yhteisymmärrystä tästä asiasta ja tämä tulee eh, hidastamaan tämän tärkeän järjestelmän käyttöönottoa. Merci, Madame la Présidente. Kiitokset. Merci. Kiitokset. Alors, euh, nous avons problème puisque... Meillä näyttää olevan täällä ongelma, koska herra Pake ei liian ole paikalla, joten seuraavana äh, puhuu herra Van Millenburg Haldesta minuutti. Kiitos. Äh, vakaille sisämarkkinoille kuluttajien luottamus on tärkeää. Esimerkiksi Facebookin henkilötietorikkomukset ja dieselskandaali olivat asioita, jotka heikentävät meidän uskottavuutta. Me tarvitsemme selkeää lainsäädäntöä, jolla voimme huolehtia kuluttajien oikeuksista ja edustajakanteesta. Tällä tavalla me luomme pohjan Euroopan kuluttajille yhdessä toimia ja vaatia vahingonkorvauksia. Tällä tavalla me saamme paremman tasapainon kuluttajan ja tuottajan välille. Huomenna me Euroopan parlamentina otamme askeleen oikeaan suuntaan. Nyt on neuvoston vuoro ottaa nopeasti kantaa ja uusi parlamentti vaalien jälkeen käy sitten neuvoston kanssa neuvotteluihin niin, että kuluttajat jatkossa joka puolella Eurooppaa voivat yhdessä nostaa edustajakanteen. Kiitos. Kiitokset. Herra Levyrit on kaksi minuuttia enää ryhmän puolesta. Kiitos. EU on bisnesunioni, joka palvelee lobbareita, vaikka se olla kansojen Eurooppa. Tällä hetkellä se nyt kuroo tätä umpeen ja vahvistaa kuluttajansuojaa direktiivi luonnos, joka meidän nyt on otettu äänestettäväksi, halua Euroopan tasolle luoda sen edustajan kanteen, mitä Amerikassa kutsuvat joukkokanteeksi class action – Tämän myötä kuluttajat, jotka kokevat samantyyppisiä ongelmia, voivat kokoontua yhteen ja kantaa sitten edustajakanteen ka- tuomioistuimeen. Tällainen menettely tarvitaan pikaisesti, sillä vain muutama valtio, Euroopassa mukaan Ranska, omaa tällaisen niin nyt lopputulos on se, että amerikkalaiset kuluttajat ovat paremmin suojeltuja kuin eurooppalaiset pitkälti Dieselgate-tapauksessa muun muassa Volkswagen antoi 20 miljoonaa dollaria amerikkalaisille kuluttajille kiustojen säädöstä, vaikka se ole mitään nyt antanut vielä eurooppalaisille kuluttajille. Tämä menettely sallisi sen, että varmastikin tilanne paranisi sillä. Se on hyvin laadittu tämän myötä edustaja Kanne sitä ajaisi. Tämä voittotapoinen järjestö, joka sitten tiedottaa kuluttajille siitä, että ovat liittyä tähän mukaan, ja tuomioistuin pitäisi sitten antaa tuo koko korvaus heille maksettavaksi takaisin. Tässä nyt vihdoinkin on kunnioitettu kansallisia menettelyjä, jotka ovat jo nyt olemassa, kuten se, joka Ranskassa on olemassa, joka on annettu vuonna 2014. Pitää vain toivoa, että eurooppalainen edustaja Kanne on menestyksekämpi kuin ranskalainen edustaja kanne, joka on ollut katastrofaalinen, koska se on liian raskas menettelyllisesti. Madame Rosier, Rova Rosier ei ole myöskään paikalla. Rova Saldemusen minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Sisämarkkinat ovat hyvä asia, mutta se on kuitenkin erittäin suuri alue ja usein kuluttajalle melkeinpä liiankin iso silloin, kun jokin menee pieleen. Ja sen vuoksi me tarvitsemme sisämarkkinoilla Euroopassa juridisia välineitä, joilla voimme tukea kansalaisia ja kuluttajia saamaan oikeutensa. Ja se väline on juuri se, mitä me täällä nyt teemme, ja minusta se on hieno. Edustajakanne on asia, jossa voidaan yhdessä huolehtia oikeuksista. Ja tämä merkitsee sitä, että voimme varmistaa, että sisämarkkinat ovat myös paremmat. Varsinkin Dieselgate-skandaali oli asia, joka johti siihen, että kansalaiset omasta mielestään olivat huonossa asemassa markkinoilla. Ja sen vuoksi me tarvitsemme, tämä on erittäin tärkeää, että me otamme ensimmäisen askeleen ja saamme todellisen eurooppalaisen välineen, jolla voimme tukea eurooppalaisia kuluttajia. Sitä me tarvitsemme, koska näin saamme paremmat sisämarkkinat. Merci, madame. Kiitos, Tegerä Paket, äh, tulitte tähän paikalle. Haluatteko käyttää nyt poikkeuksellisesti puheenvuoronne? Thank you, Chair. Jos sopii, kiitos puhemies. Äh, Dieselgate osoitti meille, missä mennään ja millä tavalla eurooppalaisia sääntöjä toteutetaan. Ja kuluttaja on se, joka on suurin uhri, jonka Eurooppa on jättänyt täysin äh, yksin jäsenvaltioiden ja tuottajien taholta. Ja kuka kuluttaja nyt haluaisi lähteä pitkiin, kalliisiin, epäselviin oikeusjuttuihin mm, suuria yrityksiä vastaan. Se on David Goljatia vastaan. Minulle tämä on yksinkertaista. Laittomat käytännöt on voitava pysäyttää helposti ja kuluttajien täytyy saada vahingon korvaus sitä vahingosta, jonka he ovat kärsineet. Ja jotta voimme lähteä tähän taistoon ja antaa kuluttajille ö, aseet käsiin, me tarvitsemme edustajakanteen, jolla voimme esimerkiksi välttää amerikkalaisia väärinkäytöksiä. Flanderissa me olemme tässä etunenässä ja toivon, että kaikki kuluttajat joka puolella Eurooppaa voivat käyttää tätä tärkeää edustajakannetta. Kiitos. Seuraavaksi Rova Gebhardt, minuutti. Kiitos rouva puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissaari Jourovaa koska viimeinkin hän on nyt käynnistänyt jotain, mitä olemme pitkään parlamenttina pyytäneet. Komissio ei kuitenkaan ole koskenut tähän pitkään aikaan, joten näillä on erityiskiitos. No, milläni tänään olisin kansalaiselle sanonut, että no niin, nyt sitten meillä on teille edustajan kanne, eurooppalainen ratkaisu, jolla voitte ilmoilla tätä oikeuteen, niin, mutta valitettavasti on nyt niin, että no, teemme hyvää työtä, meillä on hyviä ehdotuksia ja tämä mietintö on hyvä mietintö ja sitä on vielä paranneltu myös vahvasti parlamentin toimista, mutta valitettavasti tässä neuvosto ei nyt ole mukana. Sillä ei vieläkään nyt sitä kantaa, perustaa, lähteä neuvotteluihin parlamentin kanssa. Ja tämä on minusta erittäin valitettavaa, sillä tämän myötä kansalaisten monet oikeudet jäävät roikkumaan ilmaan. Ja tämän myötä emme voi tehdä sitä, mitä olemme luvanneet. Ja me haluamme tätä. Haluamme viimeinkin, että tämä oikeus toteutuu. Emmekä tule antamaan periksi myöskään uudella lainsäädäntökaudella. Tulemme työstämään tätä, jotta edustajakanne on kansalaisten käytettävissä. Kiitos. Merci. Kiitokset. ei menettelyn puitteissa ei ole esitetty puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron nyt komissiolle Rova Jourova, olkaa hyvä. Puhemies, kiitos hyvät jäsenet, kiitokset teidän puheenvuoroistanne. Dieselgate oli todellakin yksi näistä käynnistäjistä, että me saimme aikaan tehdä tämän ehdotuksen. Ja meillä oli hyvä selittää tarve myös selittää vastapuolelle, että me tarvitsemme kunnon välineitä, jolla eurooppalaiset kuluttajat voivat kollektiivisesti puolustaa oikeuksiaan. Voisin nimetä kaikki jäsenvaltiot, joissa tällaisia tilanteita on. Esimerkiksi Espanjassa on, oli tämä hyvin hankala tilanne johtuen asuntolainoista ja se, joka, jotka olivat huonosti tehtyjä ja se koski 16 000 ihmistä. Voisin kertoa vaikka kuinka paljon näitä esimerkkejä. Joten haluan kiittää teitä teidän lähestymistavastanne ja kiitokset vielä esittelijälle. Uskon, että juuri valiokunnan mietintö saa tarvittavan tuen parlamentissa. Ja mitä tulee neuvostoon, meidän on tehtävä parhaamme vakuuttaaksemme jäsenvaltiot vaalien jälkeen, että tämä on välttämätön askel eteenpäin, jotta voimme suojella paremmin kuluttajien etuja EU:ssa ja uskon, että saamme tämän tehtyä. Kiitos. Merci, madame. Kiitokset ja herra Didier Merci. Kiitos puhemies komissaari Hiurulla totesi varsin keskeisen asian ensinnäkin se, ettei tarkoitus ole rangaista ketään. Tarkoituksena on tarjota korjausmahdollisuus ja kuluttajille. Ja myöskin kaikki mahdolliset vaaratilanteet halutaan eliminoida. Haluan esittää kiitokset kollegoille Rasvapulalle, joka toi täyden tukensa poliittiselle puolueelle myöskin esiin ja myöskin hänen rakentavasta hengestä Wolle. hänen vuoropuheluhalukkuudestaan ja siitä, että hän on valmis ja, ja valmis löytämään ja tekemään kompromissiratkaisuja. Pyrimme nyt etenemään mahdollisimman eh, nopeasti ja jos meidät valitaan uudemman kerran tänne, eh, toivomme saavamme tämän kolmikantaneuvottelujen myötä eh, loppuun vielyksi. Voitte luottaa meihin, voitte luottaa minuun. Pyrimme edistämään täällä kuluttajien oikeuksia. Merci, monsieur Kiitos, herra Didier. Keskustelu on näin käyty loppuun ja äänestys suoritetaan huomenna. <laughs> monsieur le commissaire Cagnette. No niin, äh, nyt taas äh, käännymme komissari Kanieten suuntaan. Seuraava aihe odottaa. Parfait. Donc je crois que nous pouvons euh, No niin, eli voimme tässä jatkaa. Esityslistan seuraavana kohtana on komission julkilausuma aiheena Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys. Herra Arias Kanjette, olkaa hyvä. Rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kolme puoli vuotta on kulunut Dieselgate-skandaalista. Tänä aikana olemme saaneet tietää, että eurooppalaiset ajoneuvovalmistajat ovat rikkoneet EU-sääntöjä ajoneuvojen päästöistä Tämä on ollut haitallista monessakin mielessä. Tämä on vaikuttanut ilmanlaatuun, EUn kansalaisten terveyteen ja se on murentanut kuluttajien luottamusta EUn teollisuuteen ja se on vaikuttanut siihen, miten koko EUhun luotetaan ja miten sääntelykehyksen, ajoneuvokehyksen luotetaan. Yhdessä parlamentin kanssa komissio on pyrkinyt päättämään tämän kaikin voimin ja palauttamaan luottamuksen, mutta minkä tahansa toistuminen tuossa. Paljon on jo saavutettu valittu toukokuussa 2018 saatiin tehokkaampi sääntelykehys, joka takaa avoimuuden ajoneuvon tyyppihyväksynnässä. Tämä tulee samassa se, että EU voi sakkoja ja että EU testaa ajoneuvoja paremmin. Ja nyt on tarkemmat testit. No, tyyppioksidipäästölle on tällaiset RDE-testit myös. Tämä menettely antaa realistisemman, realistisemman kuvan näistä ajonaikaisista päästöistä, ja se johtaa myös siihen, että voidaan vähentää näitä päästöjä. Tosiaan nyt yksinkertainen esimerkki, RDEn myötä dieselajoneuvot nyt 40 milligrammaa typpioksidia päästöt kilometriltä ennen RDEtä. Nämä päästöt ovat keskimäärin 700-800 milligrammaa per kilometri todellisissa ajooloissa. Nyt on yksi kaikkein tehokkaimmista päästösääntelyjärjestelmistä koko maailmassa. Nyt mitataan tarkemmin CO2-päästöjä sitä on myös uuden aikaistettu, kun on nyt tämä maailmanlainen kevyt ajoneuvotestimenetelmä. Tämän myötä EU-kuluttajat voivat saada realistisia tietoja ajoneuvon polttoainekulutuksesta. RDE ja WLTP ovat uusia testejä, jotka jota tullaan mukauttamaan siis tarvittaessa. Komissio on myös tehnyt kahdeksan rikkomusmenettelyä jäsenvaltiota vastaan, jotka ovat rikkoneet EUn sääntöjä joulukuun 16 jälkeen. Kuusi tapausta on edelleen tutkinnassa ja nämä ovat johtaneet jo lainsäädännöllisiin muutoksiin ja tätä toimii näissä jäsenvaltioissa. He, helmikuussa 2018 komissio käynnisti formiossa jossa jäsenvaltiot jakavat tietoja kontrolloista ajoneuvosta, joihin nämä dieselgate vaikuttaa. Tietojen perusteella komissio julkaisee säännöllisiä päivityksiä tilanteessa, olivat takaisinvetoihin tähän asti. Komissiolla ei ole oikeuksia valtuuksia pakottaa näihin takaisinvetoihin. Tämä on edelleenkin jäsenvaltion vastuulla, joiden pitää valvoa, valmistaa ja varmistaa, että takaisinvetotoimet pannaan täytäntöön. Syyskuun alusta 2020 uusi tyyppihyksyntäsääntö menettely sallii sen, että EU voi ostaa sakkoja. Sitten voi olla myös EU-testausta muun muassa. Toistaiseksi ei ole mitään kattavia tietoja takaisinvetojen seurauksista ilmanlaatuun. Varmaan on se, että on kaksi miljoonaa autoa EU-teille, jotka vaalivat päivitystä. Monissa näissä autoissa on, ne sijaitsevat Itä- ja Keski-Euroopassa. Tässä nyt on niin, että uudet säännöt, komissio laatii mitä on haastettu e, tuomioistuimen eteen. Tämä liittyy komission tekstin, jossa RD-menettely ottaisiin käyttöön, eli tämä niin sanottuun kriteeriin, jota käytetään tässä. Nämä ovat tarpeen, jotta voidaan käydä läpi ne tilastollisia epävarmuuksia, jotka testimenettelyihin sekä myös tähän virhemarginaaliin, joka liittyy näihin kannettaviin mittasuoritteisiin. Viime joulukuussa tuomioistuin päätti, että komissio meni liian pitkälle tässä. Haluan kertoa teille, että komissio on valittanut tuomioista ja Saksa ja Unkari myös valittivat. Komissio on vakuuttunut siitä, ettei se ylittänyt valtuuksiaan. Tämä conformity factor tekijä on vain tekninen vaatimus, joka ei äh, liity tähän. Tietysti en voi samalla taata, mikä tämä lopputulman tulee olemaan sen takia komissio valmistelee ehdotusta, joka hyväksyttäneen huhtikuussa komissio ehdottaa lainsäädännön käytössä, että nuo hyväksytään, niin sen myötä pitäisi antaa valtuutus että se ei alenta toista kerrointa heti kun tekninen yhdistys sen sallii. Tämä tehtiin jo kerran, joten parlamentti voi nyt asettaa tuon kertomin yhdessä neuvoston kanssa. Ja tämä on hyvä uutinen teille tiivistääkseni. Yhteenvetona siis, kuten Tino Suomi sanoi, joka liittyy vastaaksi Dieselgateen. Tämä skandaali on kiihdyttänyt monenlaisia muutoksia EUn ajoneuvopäästöjärjestelmässä. Tilintarvostuomioistuin myös korosti, että enemmän voitaisiin vielä tehdä, mutta vielä aikaa ennen kuin lainsäädännölliset muutokset vaikuttavat ilmanlaatuun, koska tarvitaan tekoja eikä vain sanoja. Jäsenvaltioiden kanssa komissio on valmistelemassa kohti puhtaita ajoneuvoja. Tarvitaan vertailuanalyysiä ja välineitä, jotta ei ikinä enää tarvitse tällaista kokea uudestaan. Komissio esitteli suunnitelman maanantaina 12. maaliskuuta Krajovan ajoneuvofoorumissa. Tämä osoittaa sen, mihin komissio on sitoutunut. Komissio tulee varmistamaan, että sitoumukset tehtävissä täyttyvät ja se odottaa saman jäsenvaltion teollisuudelta loppuun vielä myönteisiä uutisia. Meidän tulee tarkastella tulevaisuutta eikä säästellä mitään. Meillä on kunnolliset tavoitteet CO2-vähennyksille jotta me hyväksynään suuria aloitteita, jotta voidaan pelastaa ihmishenkiä teille meidän tulee valmistautua älyautojen kehitykseen. Kiitos paljon. Merci beaucoup. Nous allons commencer le débat. Kiitokset. Nyt äh, käynnistämme keskustelun ensimmäisenä. Äh, Rouva Rivodalonsa Bonfi sosiaalidemokraattisesta ryhmästä kaksi minuuttia. Komissari, äh, aivan aluksi pahoittelen sitä, että aiheesta vastaava henkilö ei ole paikalla. Tästä on käyty jo keskusteluja ja olemme varsin tyytyväisiä niihin toimiin, joita Euroopan komissio on nyt käynnistämässä. Ensinnäkin nuo sääntöjenmukaisuussäännöt <clears throat> vaikuttavat varsin joustavilta ja kuitenkin kyse on tuomioistuimen päätös, jota ei nyt noudatettu. On selvää, että sääntöjen mukaisuus periaatteet oli törmäyskurssilla Euroopan unionin sääntöjen kanssa ja erityisesti tässä oli kyse hiilidioksidipäätöstä. Viime helmikuussa emisa ryhmän piirissä puhuttiin uudemman kerran näistä sääntöjenmukaisuuskysymyksistä ja todettiin, että rajat on ylitetty jopa sataprosenttisesti. Tällä tavoin sallita edelleenkin saastuttaminen ja tämä ei ole osoitus siitä, mitä me peräänkuulutimme. Autorakent- autoteollisuuden on toimittava sääntöjen mukaisesti ja näyttää siltä, että jos tämä ei toteudu, joudumme taas uudestaan riita tilanteeseen tuomioistuimen kanssa. Ja planeettamme kärsii. Edelleenkin miljoonat ihmiset kulkevat teillä peräänkuuluttaen uutta suhtautumista ja Erityisesti ajattelen tässä suurkaupunkien asukkaita, jotka joutuvat kärsimään tästä sääntelyn puutteesta. Pariisissa esimerkiksi olemme jo parinkymmentä päivää lähestulkoon ylittäneet hiilidioksidipäästörajat ja siitä huolimatta mitä ei ole tehty. Mitään vastauksia ei ole saatu, ei komissio eikä sen enempää jäsenmaiden taholta. E Seuraavaksi minuutti, herra Dimesmaker. Toinen toinen, toisen Dieselgate-skandaalin estäminen oli se, mitä me halusimme tutkimusvaliokunnalle työllä. Ja tulen seuraamaan tätä asiaa. Minun täytyy tunnustaa, nyt on kevät, mutta vaikkakin on kevät, niin me emme ole vielä saaneet, emme ole päässeet vielä uusiin perunoihin asti. Komission jäsen sanoi, että Dieselgate ei ole vielä ohitse. Katsokaapa esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen asiakirjoja. Ne eivät ole rauhoittavia, koska toinen Dieselgate on mahdollinen. Me emme välttämättä ole oppineet tarpeeksi tästä skandaalista. 2016 otettiin käyttöön uudet Äh, Käytäntötestit äh, testit äh, tiellä ja ne oikeastaan heikensivät normeja. Me vastustimme näiden päästönormien vähentämistä vaikkakin ne mitataan todellisissa ajotilanteissa. Euroopan tuomioistuin arvioi, että tämä normien heikentäminen on laitonta. Ja mitä tekee komissio? Komissio lähtee valitu, valittamaan tuomioistuimessa. Ja kuitenkin puhdas ilma on ihmisille tärkeä. Mikä estää komissiota tässä? Seuraavaksi Herra Brandi, kaksi minuuttia, liberaalit. Kiitos rouva puhemies. Pari asiaa. Ensinnäkin parlamentti ei koskaan saanut kunnon vastausta komissiolta ja tutkintavaliokuntaan. Kyllä saimme vastaukset komissaari Bienkowskalta, mutta tämä liittyy vain suositukseen eikä päätelmiin. Ja jo eräät elementit, joista hän kirjoitti meille jo sanoi, että tämä liittyy komission puheenjohtajan valtuuksiin. Hän ei voinut vastata. Tämä on hieman outoa, jos ajatellaan, että komissio on kuitenkin kollegio, joten tämä liittyy muunkin kuin ilmanlaatuun. Tämä liittyy myös demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen. Ja vaadin Komissiota ennen mandaatin päättymistä täyttä vastausta meidän suosituksiimme ja päätelmiimme toiseksi. Me emme ikinä tätä sotkua siivonneet dieselgeetistä. Kyllä uutta lainsäädäntöä alettiin, mutta edelleenkin on miljoonia dieselautoja, jotka olivat ympäri Euroopan kaupunkeja, joiden pitäisi olla siellä – ja se, mitä nyt tarvitaan, on hyvin vahva, koordinoitu Euroopan lähestymistapa. Nyt tämä tehty jäsenvaltioille, ja se, mitä nyt nähdään, mitä tapahtuu, on, että yksittäiset jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin sellaisella tavalla, että ne saattavat päästä eronoista autoista omissa maissaan, mutta sitten ne viedään muihin Euroopan maihin. Joten tämä on edelleenkin eurooppalainen ongelma, ja tätä ei oteta vakavasti Tämä vaikuttaa kuitenkin miljooniin eurooppalaisiin kansalaisiin. Ainut instituutio, joka voi tuon roolin kantaa, joka voi antaa hyvin vahvan eurooppalaisen koronoinnin, on Euroopan komissio. Joten komission jäsen, ottakaa tämä vakavasti ja järjestäkää huippukokous kaikkien jäsenvaltojen kanssa, jotta saadaan nämä autot pois teiltä. Ja pitää pakottaa päästä auton valmistajat kutsumaan takaisin nämä autot. Ja he, ne pitää saada noudattamaan eurooppalaista lainsäädäntöä mitä tulee ohjelmistoon ja laitteistopäivityksiin. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi vihreistä herra Eichhout, minuutti. Thank you. Thank you. Uh, commissioner. Kiitos. Äh, kiitos komission jäsen. Äh, olen samaa mieltä tästä tyytymättömyydestä. Luonnollisesti me tiedämme, että on tehty parannuksia, olemme työstäneet niitä, mutta on vielä hyvin paljon asioita, joita ei ole ratkaistu. Se, mitä kollega Herbrandios sanoi, eli että tuolla teillä on vielä autoja, jotka ovat hyvin saastuttavia, joista tiedetään, että ne ovat Dieselgate-autoja, ja että komissio ei edes ryhdy toimiin, että se puuttuisi jäsenvaltioiden prosenttiin. Se on huolestuttava. Haluaisin myös esittää kysymyksen. Me tiedämme, että on muutamia rikkomusmenettelyitä. Komission jäsen Bienkowska nimittäin lupasi, että näitä rikkomusmenettelyitä tulee enemmän. Se oli silloin kaikkein kuumimpana keskustelun hetkellä. Oliko tämä lupaus vain parlamentin rauhoittamiseksi vai onko näitä rikkomusmenettelyitä tulossa? Ja missä ne muut ovat sitten? Ja lopuksi vielä meillä on myös tästä puhuttu oikeusasiamiehen kanssa. Me haluamme teknisten työryhmien tulokset avoimemmin näkyviin. Komission tulisi näyttää meille pöytäkirjat näistä teknisistä kokouksista. Me tarvitsemme niitä. Meistä tuntuu, että komissio jollain tavalla tässä suojelee jäsenvaltioita ja peittelee huonoja päätöksiään. Seuraavaksi Rova Kyllönen.

Madame Evi, pour... Kiitokset seuraavaksi Herra Evi, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ja meidän valiokunnassamme äh, pyrittiin tuomaan esiin dieselgate-skandaali. Ja äh, itse asiassa äh, Euroopan komissio on todennut samaan asiaan. Sama koskee myöskin <clears throat> jäsenmaita ja autoilijajärjestöjä, erityisesti kun puhumme näistä päästöistä. Me olemme nyt pyrkineet yhteistyössä Euroopan unionin laajuisesti, jotta tämän tyyppisiä skandaaleita ei enää tapahtuisi. Valitettavasti kuitenkin ne kaikki vaikutukset, joita tällä äh, dieselskandaalilla äh, on, ovat vielä edessäpäin odottamassa meitä. Se johtuu siitä, että meillä ei ole Euroopan unionissa vielä velvoittavia sääntöjä äh, tämän asian osalta. Ja sen seurauksena kansalaiset joutuvat hengittämään saastunutta ilmaa. Me peräänkuulutammekin nyt Euroopan unionilta, komissiolta ja kansan, kansallisilta jäsenvaltioilta vastuullista käyttäytymistä ja kansalaisten huomiota, huomioon ottamista. Miljoonat, perso- äh, miljoonat henkilöt peräävät sitä, että nämä saastuttavat dieselautot vedettäisiin pois Euroopan unionin teiltä. Äh, Rouva Schaldemose, kaksi minuuttia. Kiitos. Hieman kuin kollegat täällä jo ovat sanoneet, ihan niin kuin ei oikein voi ymmärtää, että äh, komissio voi kiittää itseänsä siitä työtä, mitä on tehty. Se minua todellakin hämmästyttää kun ajatellaan mitään tapahtunut. Okei, kyllä, meillä on uusia sääntöjä. Hienoa, että me saimme ne ja ne tulevat astumaan voimaan 2020. Mutta suuri ongelma on kuitenkin vielä se, että tuolla ajaa useita miljoonia saastuttavia dieselautoja meidän tie- teillämme. Useimmat jäsenvaltiot eivät ole vielä varmistaneet, että nämä autot, jotka eivät täytä sääntöjä, olisi kutsuttu takaisin. Ei voi olla totta, että toimitaan näin. Varmaankaan 20 niin meidän jäsenvaltioistamme ei noudata sääntöjä ja se on suuri ongelma. Ja nämä dieselautothan ne saastuttavat, ne vahingoittavat ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Ja me tiedämme sen näistä autoista, enkä voi todellakaan ymmärtää, että komissio on tyytyväinen siitä, mitä on tapahtunut, koska on niin paljon autoja, jotka ajelevat tuolla vielä. Jonkun täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot tekevät jotain. Ja pitäisi olla välttämättä pakollista kutsua takaisin nämä tällaiset autot. Ja meidän täytyisi myös varmistaa, että ne autot testataan uudelleen niin, että voimme olla valmiita, että ne täyttävät säännöt. Ja kuten jo täällä sanottiin, meillä täytyy olla paljon enemmän avoimuutta teknisellä tasolla. Kansalaisjärjestöjen ja muiden täytyisi voida olla mukana valvomassa, noudatetaanko meidän sääntöjämme. Se on todella tärkeää, että me varmistamme, että olemassa oleva autokanta muuttuu myös puhtaammaksi. Se on tärkeää kansanterveydelle, se on tärkeää ympäristölle ja ilmastolle. Sen lisäksi meidän tulee välttää ja estää se, että nämä saastuttavat autot viedään sitten Itä-Eurooppaan, jossa ei ole niin paljon rahaa. Ja ehkä sitten houkutus on suuri ostaa nämä autot ja ei heidänkään tarvitse elää tällaisten saastuttajien joukossa. Tärkeää on, että komissio toimii nyt. Se ei voi toimia tarpeeksi nopeasti. Seuraavaksi rouva puhemies. Komission jäsen Dieselgate-skandaali oli valitettava tapaus. Autoyritykset eivät ottaneet kaikkia asioita vakavasti. Ja autojen omistajathan ovat ryhtyneet toimiin tässä. Meidän asioita tuomioistuimen eteen, mutta tässä nyt on taisteltu dieselgeittien vastaan, mutta se, se siis tarkoittaa sitä, että taistellaan omistajien kanssa tällä hetkellä. Edessä on muuri, koska he eivät voi ajaa näillä autoilla kaupunkeihin. Tässä nyt tarvitaan puhtaampaa ilmaa, mutta se ei voi tapahtua sitä kautta, että toimitaan paikallisia asukkaita ja hänen etujaan vastaan. Pitää ottaa huomioon ympäristönormit toki myös, mutta kuitenkin pitää maalaisjärki muistaa. Ja seuraavana neljä minut Hyvät kollegat, jo neljä vuotta on kulunut siitä, kun dieselgate-skandaali <clears throat> alkoi ja yli 30 miljoonaa autoa on saastuttanut paljon enemmän kuin mitä rajat sallivat. Euroopan komission on tehnyt tutkimuksia, mutta vastauksia ei ole saatu. Nyt ilma, ilmansaasteesta joudutaan kärsimään, autot saavat kulkea teillä ja Euroopan komissio ei anna ratkaisuja eikä vastauksia, vaan toteaa yksi kantaan, että autovalmistajien on parannettava tapansa toimikaan mukaisesti. Meidän on nyt otettava opiksi dieselgateista. Kyse on eurooppalaisten terveydestä kontra autovalmistajat. Nyt on ryhdyttävä tuumasta toimeen. Il n'y a pas de demande pour... Catch menettelyn puitteissa ei ole esitetty puheenvuoropyyntöjä, joten annan saman tien puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Thank you very much for tonight's debate and... Kiitokset paljon tästä keskustelusta ja kysymyksistä ja tärkeistä kommenteista. Monet teistä ovat vedonneet rikkomusmenettelyihin, joita käynnistettiin Dieselgatein jälkeen. 2016 komissio avasi rikkomusmenettelyn Ranskaa, Italiaa, Tsekin tasavaltaa Espanjaa vastaan Sitä että ne ovat eh, muun muassa sitä, että ne ovat eh, rikkoneet eh, EUn lainsäädäntöä. 2017 ja 2018 komissio lähetti täydentävät kirjeet Luxemburgille, Saksalle, Isolle Britannille ja pyysi lisäinformaatiota. Tällainen kirja lähetettiin myös Italialle. Fiat äh, dieselmoottorin käytöstä. Komissio on saanut raportteja äh, väärinkäytöksistä vielä tai epäselvyyksistä ja komissio seuraa tarkasti tilannetta. 2018 käynnistimme äh, tällaisen alustan, johon jäsenvaltiot nyt toimittavat informaatiota pakollista ja vapaaehtoista. Tällä hetkellä vain yksi jäsenvaltio BMW-ryhmästä ongelmia on ollut BMWn tietyn moottorin suhteen, mutta ikävä, ja jotka, siis joita kutsuttiin takaisin, mutta joissain jäsenvaltioissa se on 80 prosenttia autokannasta, joissain se on äh, alle 50 prosenttia. Toivon mukaan 2019 loppuun mennessä saavutetaan tavoitteet ja voitte olla varmia, että komissio menee, tulee menemään loppuun pohjalle asti tässä Dieselgateissa. toivomme, että voimme viedä päätöksen Dieselgate-luvun ja tulemme tekemään työtä myös tyyppihyväksyntäsääntöjen suhteen. Me tulemme myös valvomaan uusien sääntöjen täytäntöönpanoa. Ja me tarvitsemme myös uusia sääntöjä markkinoille. Täytäntöönpano on kuitenkin lähinnä jäsenvaltioiden vastuulla. Joten työtä on vielä tehtävänä me haluamme, että kaikki osapuolet, äh, teollisuus äh, ja muut, kaikki tekevät yhdessä, yhteistyötä ja toivomme, että saavutamme tavoitteet. Merci beaucoup. Le débat est ainsi clos. Kiitokset, keskustelu äh, päättyy ja Äänestys järjestetään torstaina. Herra Gerbrandi on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Puhemies, työjärjestyspuheenvuorokomissio komissio ei vastannut kysymykseeni, miksi komissio ei vastannut näihin kaikkiin suosituksiin ja päätelmiin tutkintavaliokunnalta. En pyydä, että komission jäsen vastaa tähän nyt välittömästi, mutta ehkä puhemiehenä voitte pyytää, että komissio palaa tähän kirjallisella vastauksella mahdollisimman pian, toivottavasti vielä tällä viikolla, jotta voimme ryhtyä toimiin. Kiitos. Merci, Kiitos äh, tästä neuvosta. Näinhän tulemme tekemään komission suhteen. Nyt siirrymme seuraavaan keskusteluun, jossa on kyse Rabonin mietinnöstä renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden äh, ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta. Olkaa hyvä, Rabon, neljä minuuttia. Mikrofoni. Okay. Szanowni Państwo, <clears throat> Panie Komisarzu. Hyvät naiset ja herrat, komission jäsen, haluaisin kiittää täydestä sydämestäni kaikkia varjoistelijoita. Saimme aikaan kompromisseja, vaikka alun perin oli eriäviä kantoja mitä tulee huomiseen äänestykseen, mikä on tärkeää on se, että etsimme järkeviä ratkaisuja, mutta realistisia, jotka voidaan panna täytäntöön valitettavasti. Kaikki ei ole mahdollista tänään, koska ei ole mitään todellisia teknisiä testejä. Sen takia haluaisimme velvoittaa komission tekemään jotain ennen direktiivisen roolitarkastelua, mutta mikä on tärkeää nyt on, että liikennekulutusala vastaa kolmas osasta energiakulutusta EU-ssa. Tieliikenne 22 prosenttia kokonaismäärästä ja kasvihuonekaasupäästöistä. Renkaat äh, pääasiassa tämän vast- kitkan takia vastaavat 50 prosenttia polttoainekulutuksesta autoissa, joten tuo uusi merkintä – järjestelmä tulee varmistamaan sen, että kuluttajilla on ympäristöystävällisempiä, turvallisempia ja hiljaisempia ajoneuvoja käytössään. Ja myös päästöt tulevat laskemaan. Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin, koska kuluttajat tulevat tietämään enemmän polttoainekulutuksesta, märkäpidosta ja myös vierintämelusta. Päivitetty merkintä kertoo heille myös siitä, sitten märkäpidosta jäällä ja lumen päällä. Tämä on uutuus. Ja lisäksi merkintäjärjestelmässä on mukana uudet renkaat, jotka eivät ole mukana aikaisemmin, kuten esimerkiksi tietyistä renkaista. Näin voimme oppia lisää erityyppistä renkaista ja tämä tuo tuomaan lisää tehokkuutta järjestelmän ja renkaat ovat parempia myös kiertotaloudelle, joten olemme astaneet velvoitteen direktiivin, jotta teistit olisivat pakolliset ja ottaisivat huomioon nämä todelliset olosuhteet ja mikromuovit. Nämä tiedot ovat nyt siis mukana tuossa merkinnässä. Tämä tulee olemaan selvää kuluttajille ja uusi asetus tekee kaikesta myös avoimempaa. Ja lakeja on siis helpompi noudattaa, koska on sitten velvoite rekisteröidä renkaat tiettyyn tietokantaan ja nämä tiedot renkaista pitäisi myös laittaa laskuihin, jotka siirretään myyjälle. Tai jos ne eivät ole siellä, niin ne pitäisi liittää tähän laskuun, mikä tarkoittaa sitä, että tiedämme enemmän tuotteista, voimme vertailla niitä, tarkastella eri kriteereitä, mutta sitä, että ratkaisu on avoin, se on hyväksi kuluttajille, se on terveellisempi ja ympäristöystävällinen. Kiitos. Monsieur Arias Cagnette, vous avez la parole. Herra Arias Cagnette, puheenvuoron teillä, olkaa hyvä. Puhemies, esittelijä Boni. Tämän vuodelta 2009 asetus, jossa pyydetään, on pyydetty komissiota uudistamaan tätä, on looginen prosessi. Komissio hyväksyi ehdotuksen, jolla muutettiin renkaiden esimerkiksi termopakettia viime vuonna. Tämä on erittäin tärkeää, koska hyvin suuri osa energian kulutuksesta tulee, se vaikuttaa tätä, tähän ää, aut, ää, renkaiden ää, vierintä. Kitka vaikuttaa hyvin ää, paljon tähän. Ja me voisimme vuosittain säästää 29 yksikköä polttoainetta vuodessa ja vähentää päästöjä. 7 miljardia euroa voisimme säästää vuosittain polttoainekustannuksissa. Haluaisin onnitella Itrevaliokunnan esittelijä. Uskon, että hänen mietintönsä vai, va, vahvistaa komission ehdotusta. Ja erittäin tärkeää on myös äh, nämä äh, merkinnät, jotka näkyisivät myös äh, internetin kautta. Olen iloinen siitä, että tuette komission ehdotusta siitä, että nämä rengasmerkinnät olisivat myös tässä prototyyppitiedostossa. Mutta tiettyjä asioita kuitenkin pitää vielä vahvistaa. Vuoden 2009 asetuksen säännöt pysyvät lähes samoina, mutta samanaikaisesti kuitenkin F ja G luokan renkaita ei voida enää myydä Euroopan markkinoilla turvallisuussääntöjen vuoksi. G ja F luokka äh, jäävät ennalleen, joka merkitsee sitä, että tällä hetkellä ei ole äh, mitään äh, kannustimia innovointiin. Toisaalta renkaista irtoaa hyvin paljon mikromuovia ja tämä on komission prioriteetti ja mehän hyväksyimme tällaisen muovistrategian hiljattain. Komissio on sitä mieltä, että heti kun me saamme luotettavat testausmenettelyt, niin uudet säännöt tullaan tekemään välittömästi. Ja tämä tulee olemaan äh, nopeampi kuin täys lainsäädäntömenettely. Sen lisäksi on paljon äh, muita huolenaiheita, kuten esimerkiksi jäsenvaltioiden heikentynyt äh, valvonta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tästä äh, tulee äh, pakollista eikä enää vapaaehtoista. Kiitos puhemies. Kiitokset äh, herra Marta. SD-ryhmän nimissä yksi minuutti. Merci. Kiitos puhemies. Minäkin haluan esittää kiitokset edustaja Bonille esittelijälle. Äh, äh, joska äh, tämä ei minua kokonaan tyydytä. Euroopan komissio puhuu kuluttajien oikeuksista ja harvoin kansalaisista. Itse haluaisin puhua nimenomaan nyt vastuullisista kansalaisista. Tämä merkintä, tämä mietintö on ensimmäinen askel avoimuutta kohti ja hyvä sinänsä, mutta me saa kuitenkaan tyytyä tähän mikromuovi edustaa noin 300 000 tonnia äh, vuositasolla ja se tarkoittaa ongelmia ei pelkästään ihmisille, lapsille, myöskin äh, juomavedelle. Erilaisia testejä on äh, tehty ja tehtävä, jotta kansalaisia voidaan suojella riskeiltä ja, ja saada aikaiseksi vähemmän saastuttavia renkaita. Monsieur... Kiitokset. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä Eero Rados, minuutti. Kiitos paljon. Komission jäsen, kollegat. 25 prosenttia energiakulutuksesta menee tieliikenteeseen tämän takia. Nyt puhutaan hyvin merkittävästä osiosta, joka liittyy ei vain energiakulutukseen, mutta myös terveyteen, melusuojeluun ynnä muuta. Tämän takia on erittäin tärkeää käydä läpi uusiksi tämä asetus ja ottaa mukaan uusia kannustimia ostaa laadukkaampia renkaita investoimalla parempiin renkaisiin saa energiatehokkaamman ajotavan tuen ajatusta siitä, että kiellettäisiin huonolaatuiset renkaat ja tuemme idea siitä, että antaa käytöksi kaikki mahdolliset resurssit. Seuraavaksi herra Solinna, Renkaiden merkitsemis kysymys on äärimmäisen merkittävä sen avulla voidaan vähentää riskejä ja, ja välttyä kuolemantapauksilta. Samoin myöskin ympäristöä saastuttavien aineiden päästöminen ilmakehän vähenee. Arvoisa komissaari, me saimme kuulla keskeisistä testeistä, mutta niin ikään samanaikaisesti pitäisi myöskin miettiä asiaa kiertotalousnäkökulmasta. näkökulmasta on aivan ilmeistä, että renkaiden merkitseminen on hyödyksi. Se on sekä kuluttajien että muiden tahojen kannalta edistysaskel ja uuden ehdotuksen ja lainsäädännön puitteissa meillä on mahdollisuus edistyä tällä saralla. Kiitos. Tässäkään yhteydessä käsiaiheen puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten puheenvuoro palautuu Vera Ariskanetelle nopeammin kuin uskommekaan. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, arvoisat että kiitos panokset tähän keskusteluun. Ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentäminen kulutusalalla on avaintavoite energialiikkuvuuspolitiikassamme. Ja renkaiden osuus on merkittävä on tärkeää ole varmistaa, että kuluttajat saavat päivitettyjä tarkkoja tietoja renkaiden suorituskyvystä. Komission ehdotus näin ollen pyrkii vahvistamaan tietovaatimuksia tehokkuudesta, melusta ja turvallisuuden aspekteista renkaissa. Näin ollen merkintää pitäisi olla näkyvämpi. Olen varma, että parlamentti tukee komission ehdotuksen kunnanhimon tasoa, varmistaa, että renkaiden käytettävät parhaat mahdolliset valinnat ottaa huomioon turvallisuusnäkymät ja hyötyä tästä taloudellisesti. Odotan innolla jatkokeskustelua tärkeästä ehdotuksesta tulevina vai, tulevissa vaiheissa. Kiitos puhemies. No, merci beaucoup. Monsieur... Kiitokset. Ja vielä loppusana, että herra Bonni, olkaa hyvä. Panie komisarzu, bardzo dziękuję za te sprawnie przekazane wszystkie uwagi, także Kiitokset. Haluan esittää eh, kiitokset kaikille tähän lyhyen eh, keskusteluun osallistujille. Eh, saimme aikaiseksi hyvän pohjan, perustan tulevaisuutta ja seuraavaa vaalikautta silmällä pitäen. Haluaisin vielä kiinnittää huomionne siihen, että olemme jo tähän mennessä saaneet aikaiseksi merkittävä pohja tietoa ja, ja vinkin siitä, miten pääsemme eteenpäin. No no, il n'y avait pas de traduction en anglais. Ah, Aha, englannin tulkkausta ei saatu. Voitteko puhua nyt uudestaan aloittaa alusta? Continue and I will continue in English. Jatkan siis englanniksi. Kiitos oikein paljon kaikille komission jäsenelle. Kiitokset kaikille yhteistyöstä. Minusta tämä on hyvä pohja tulevaisuudelle. Trilogit käydään todennäköisesti seuraavassa parlamentin aikana. Me tiedämme kaikki, kuinka tärkeää on, että saadaan selkeää informaatiota kuluttajille, mutta olen täysin samaa mieltä edustaja Martäänin kanssa siitä, että meidän täytyy keskustella ja nopeuttaa meidän työtämme siitä, miten voimme välttää niitä negatiivisia seuraamuksia, joita renkaat aiheuttavat, kun puhutaan mikromuovista. Ja sen tulisi olla osa eurooppalaista taistelua eh, muovin käyttöä vastaan. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitokset. Tämä oli lyhyt keskustelu eh, ja se päättyy tähän. Äänestys järjestetään huomenna. No niin, tämä etenee nopeasti. Nyt siirrymme minuutin puheenvuoroihin. Ensimmäisenä Eera Tokes. Elnök asszony, az utóbbi években az Európai Bizottság... Rova puhemies, Euroopan komissio viime vuosina on nyt kaksi helpoista kansalaisaloitetta, jotka ovat auttaneet vähemmistöjen asemaa Olemme tyytyväisiä siihen, että tuomioistuin Luxemburgissa on komission laittoman päätöksen kumonnut molemmissa tapauksissa ja näyttänyt vihreää valoa molemmille aloitteet, jotka liittyvät vähemmistöjen suojeluun. ja liittyy myös vähemmistöalueisiin. Haluan kiinnittää huomioon tähän Romanian aloitteeseen, jonka tavoitteena on varmistaa rahoitus vähemmän kehittyneillä alueilla Unkari, Romaniassa, jossa unkarilaiset vähemmistöt elävät ja päättää näiden henkilöiden ja alueiden syrjintä. Rahoituksen pitäisi tulla EU-kohesio, alue ja rakennerahastosta me saaneet jo miljoona allekirjoitusta, nyt työstämme toista miljoonaa me juhlimme neljäkymmentä vuotisjuhlaa eh, labour puolueen eh, mukanaolosta parlamentissa. labourin naiset ovat eh, tehneet paljon tässä parlamentissa ei vain naisten oikeuksien valiokunnassa vaan myös sisäasioissa kansainvälisessä kaupassa terveys ympäristö ulkoasiat kulttuuri koulutus. Ja minä haluaisin äh, muistaa näitä pioneerinaisia, jotka tulivat ennen minua ja kaikkia siskoja, jotka seisoivat rinnallani. Niin Jenny Packham, Barbara Castle, Anne Cluage, Joyce Quinn, Christine Crawley, Carol Chang, Pauline Green, Anita Pollock, Angela Bellingham, Vernon Hardstaff, Glennis Kinnock, Alan Morgan, Sis Mordington, Ali McCarthy, Linda McGavin, Nina Gill, Catherine Styler, Mary Hannibal, Glennis Wilmot, Lucy Anderson, Anneli Stodds, Teresa Griffin, Curtin Darling, Alex Mayer. Sata vuotta sitten naiset saivat äänioikeuden. Nyt me ö, olemme saaneet muistolaatan suffragetti liikkeelle. Siellä naispatsassa, joka pitää tällaista kiveä kädessä, jossa lukee, että tarvitsemme rohkeutta. Ja pyydän todellakin, että kaikki naiset koko Isossa Britanniassa puolustaisivat eurooppalaisia arvoja jatkossakin. Selimovic. Kiitoksia. Seuraava puhuja herra Selimovic. Tack, fru talman. Kiitos puhemies. Ruotsissa on noin 8000 yksin tullutta äh, pakolaisnuorta ja odottavat, että heidät joko karkotetaan tai että he saavat jäädä. He ovat jääneet panttivangiksi poliittiseen peliin. Kun sosiaalidemokraatit halusivat osoittaa olevansa anteliaita, he puhuivat Ruotsista, jossa ei ole lainkaan rajoja ja silloin äh, nuorisot äh, tuli sinne. Mutta sitten vaalit menivät ohi ja samat sosiaalidemokraatit muistivatkin, että Ruotsissa onkin paljon rajoja. No sitten haluttiin pysäyttää se, että äänestäjät siirtyivät äärioikealle ja sitten nämä nuoret eivät saaneetkaan pysyvää oleskelulupaa. Ja nyt jälleen pitää osoittaa, että ollaan kovia ja tiukkoja ja syytetään huonosta vaalituloksesta näitä samoja nuoria, vaikka he olivatkin jo luoneet elämän uusissa perheissänsä. Ja tämä on häpeällistä. Me emme todellakaan voi tällä tavalla leikkiä nuorten ihmisten elämällä. Okei, nämä nuoret tulivat itse, mutta me poliittiset puolueet, varsinkin sosiaalidemokraatit, ovat leikkineet näiden nuorten elämällä vain voittaakseen muutaman prosentin mielipidemittauksissa. Se on häpeällistä ja sen on loputtava heti. Monsieur Solé. Herra Sole. Gracias. Kiitos puhemies. On todella häpeällistä saada kuulla kuusi viikkoa äh, sen jälkeen, kun Katalonian hallituksen edustaja vastaan noustiin, Jordi Pussad ja Sanchez joutuivat 12 henkilön myötä viettämään valtavan ajan vankilassa vangittuna. Ja kuitenkin kysymyksessä oli pelkästään kansanäänestyksen järjestäminen ja, ja oikeudellisen tilanteen toteuttaminen. Kuitenkin kysymyksessä on puolue, joka kaikki tavoin pyrkii tuomaan esiin sen, että vuoden 2017 syyskuussa tapahtuneet toimet eivät olisi olleet oikeudellisia. Tämä kaikki on selkeästi nationalistista toimintaa ja jos halutaan peräänkuuluttaa yhtenäisyyttä, ollaan varmastikin ottamassa takapakkia ja, ja rikotaan sääntöjä. Herra Pimenta, seuraava puhe. Alueellisten äh, järjestysten ja, ja hirmomyrskyn tuhot äh, Mosambikissa olivat äh, suuret ja yli 400, jopa 426 henkeä menetti henkensä ja tämä on aiheuttanut myöskin tilanteen, jossa malaria ja muut kulkutaudit jatkavat voittokulkuaan. Nyt tarvitaan hätäapua, jota on annettu 25 miljoonaa, mutta Euroopan unionin on myöskin toimittava yhteistyössä ja pyrittävä ottamaan Simbabwe ja Malawi ja muita tuhon kohteeksi joutunutta maata, jotta esimerkiksi elintarvikkeita voitaisiin saada kärsineelle alueelle. Euroopan unionin kehitysrahaston puitteista pitäisi saada lisätukea. Monsieur Sosniers. Ja seuraava puhuja, herra Sosnes. W ostatnich dyskusjach nad wypowiedzią przewodniczącego... Kiitos. Niin. Tässä on nyt keskusteltu siitä, mitä puhemies Tajani sanoi ja Altiero Spinelli mainittiin usein yksi Erpan perustaja isistä. Hänen portrettinsa on myös Brysselin rakennuksessamme ja rakennus on nimetty herra Spinellin mukaan. Häntä kutsutaan demokratian mestariksi, mutta hän oli tuolla kommunisti tosiasiassa ja kommunismi tietysti, no tämä on tällainen kansanmurhajärjestelmä. Ja hänen manifestissaan kirjoitti, että tämä tärkeä asia ei ole. Hän siis sanoi, että Puolen diktatuuri tulee luomaan uuden valtion demokratian kautta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämän valkomuspuolueen diktatuuri siteeraan, että tämä visio ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla valittavissa, joten haluan sanoa, että Arthur Spineri ei ole demokraatti ollenkaan. Madame Shoidova. Seuraavaksi Rova Soirova. rova. a tento týden se měla za... Hyvät naiset ja herrat, Tällä viikolla päättyy yksi etappi EUn historiassa ensimmäisen kerran ja yksi jäsenvaltio eroaa. Iso-Britannia eroaa, mutta tilanne ei näytä ollenkaan valoisalta. Kukaan ei ole iloinen Isossa Britanniassa. Maa on vajoamassa kaaukseen. Ja ei tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Todennäköisesti tappioita kaikille. Vaikuttaa siltä, että kansanäänestys oli suuri virhe. Mutta toki on kunnioitettava äänestäjien mielipidettä, mutta entäs sitten, jos äänestäjät itse ovat sitä mieltä, että he tekivät virheen, eivätkä enää halua erota. Ne, jotka tätä Äh, äänestystä ajoivat, eivät äh, myönnä, että tästä tulee tappioita. Ja tämä tulee olemaan tappio sekä unionille että Isolle Britannialle. Meidän tulisi nyt saada aikaan äh, sopimus, joka mahdollistaisi hyvän yhteistyön. Merci, monsieur Nekov. Kiitokset, herra Nekov. Arvoisat kollegat, tässä salissa usein kuullaan, että maita ihmisiä luonnolla siitä, mitä oikeusvaltioperiaate oikeasti tarkoittaa. Ja usein nämä ovat niitä samoja valtioita. Noista samalla sitten käännetään selkäämme todellisuudelle, josta on tullut valtavasti normi minun maassani Bulgaariassa. Nyt on tullut selväksi, että valtapuolueen edustajat ovat eh, maksaneet redustajalle markkinahintaa. Ja tämä johtuu siitä, että hintaa neuvotellaan ostajan ja myyjän välillä ja tämä on ihan laillista, joten miksi sitten köyhät ihmiset tai nuoret perheet eivät voi ostaa kiinteistöjä samoilla hinnoin ja miten voidaan kutsua itseään MEPiksi tai lainsäädännön käytöksi, jos ei halua soveltaa laki, Me pitää päättää tämä moraalinen rappio, jossa toimittajilla on suukapula ja maa, jossa on huonommat elinolot eu Kiitos. Merci, monsieur Skripek. Seuraavaksi äh, herra Skripek. Ďakujem, pani predsedajúca. Žije ako mních. Toto je slovné spojenie. Kiitos, puhemies. Hän elää kuin munkki sen pitäisi tarkoittaa sitä, että on elänyt moraalisesti oikein. Mutta ikävä kyllä kysymys on kuitenkin murhasta. Yksi kaikkein korktoituinempia oligarkkeja Slovakiassa on nimittäin, nimittäin päätti murhauttaa toimittajan, toimittajan, joka tutki totuutta. Toimittajan, joka halusi löytää totuuden. Ja tämä pitäisi järkyttää kaikkia, ei vain meitä Slovakiassa. Ja haluaisin kiittää parlamenttia sen taistelusta korruptiota vastaan, koska tällä tavalla järjestelmiä ravistellaan. Ja kiitän luonnollisesti myös kaikkia ihmisiä Slovakiassa, jotka ovat lähteneet kaduille. Ja tämä on nimenomaan se kaikkein tärkein asia, että nämä asiat ylempäätään tulevat ilmi. Kiitos. Herra Mitrofanov seuraavaksi. Monsieur Mitrofanov. Kiitos rouva puhemies. Puhun epätavannosta maahanmuuttoprosesseissa EUn sisällä EU varmistaa liikkumisen vapauden työvoimalle, mutta, ra- mutta tällä hetkellä tämä on epäsuotuissa monille uusille jäsenvaltioille, koska köyhimmät EU-maat kouluttavat ihmisiä, mutta ne lähtevät kehittyneempiin maihin. Tämä prosessi edistää sosiaalisten rakenteiden heikentymistä ja heikentää taloudellista kohesiota. Arvaanpa, että tulevan mandatin aikana meidän pitää nyt perustaa suoran EU-tuen järjestelmä useita kategorioita varten, jossa on tällaisia ammattilaisia, joissa e että voidaan motivoida heitä jäämään työskentelemään kotiin. Kompensaation mekanismia voitaisiin soveltaa siihen hetken asti, kunnes tämä palkkaerot niin sanottu vanhojen uusien välillä pienenevät ja näin ollen ihmiset eivät pakosta poistu, lähde pois kotimaastaan. Puhun ensinnäkin tohtoreista ja muista, tai lääkäreistä ja muista lääketeammattilaisista. Palataan tähän ajatuksen vaalien jälkeen. Kiitos. Merci. La parole est à monsieur Faria. Herra Faria. Obrigado, puhemies, komissaari, viime viikolla kävi ilmi, että toisen kertaan, johon Espanjan viranomaiset pääsivät päättivät äh, laajentaa ydinvoimalaitosten toimintaa ja kuitenkin kyse on äh, hankkeesta, joka on kestänyt jo yli seitsemän vuotta. Äh, tämä laitos sijaitsee lähellä Portugalin rajaa ja aiheuttaa suuria riskejä ja niin ikään huonontaa <clears throat> maisemaa. Kyse on siis alueesta, joka sijaitsee Salamakan lähellä ja, ja Portugalin rajan lähellä. Ja nyt toivommekin, että Euroopan komissio toteuttaa ympäristöarviointi kokeen tuolla alueella, jotta saamme käsityksen siitä, mitä alueella todellisuudessa tapahtuu ja minkälaisia vaikutuksia sillä on tulevaisuudessa. Portugalin hallitus myöskin peräänkuuluttaa samantyyppisiä toimia. <laughs> Thank you very much, Madam President. Dear... Kiitos rouva puhemies, kollegat. Olen hyvin huolissani diplomaattisen suhteiden tilasta maailmassa. Di- diplomatiasta klassisessa mielessä kuolee yhä enemmän kieltä neuvottelemasta niiden kanssa, joilla on ristiriitoja. Kylmänkin sodan aikana oli paljon diplomaattisia kanavia, joiden kautta oli mahdollista selventää tilannetta hyväksyttävillä ratkaisuilla, mutta ennen kaikkea konflikti saattaa roihahtaa nyt väärinkäsityksistä. Nyt äh, Jotkut äh, sanovat, että on niin, että diplomaatiassa pitää vuoropuhelussa sitä, että on samaa mieltä toisen neuvottelusopuolen kanssa. Tämä on tapa tulla kuulluksi ja kuulla diplomaatia. Ei tarvitse sitä, että istutaan nurkassa ja hyväksytään aggressiivinen toiminta. On tarpeen palauttaa diplomaatien välineeksi. Sillä vaan ratkaista ongelmia suhteessa maailmalla. Kiitos. Merci, Madame Zaborska. Kiitokset ja sitten Rova Zaborska. Merci, madame la présidente. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň počatého dieťaťa. Základnou povinnosťou politiky je chrániť ľudský... Kiitos. Meidän täytyy suojella eh, ihmiselämää kaikissa elämänvaiheissa. Tällä suojelulla voi olla erilaisia muotoja meidän tavoitteenamme on luoda sellainen ympäristö, jossa jokainen ihmiselämä on suurin lahja ja että ihmiselämä äh, äh, on äh, arvokas ja että elämä alkaa alusta alkaen. Ihmiselämän suojeleminen, syntymättömän lapsen suojeleminen on tärkeää. Meidän täytyy huolehtia elämän lahjasta ja sen tulisi olla meidän prioriteettimme politiikan kaikilla aloilla, terveydessä, taloudessa, koulutuksessa, ympäristössä ja maahanmuuttopolitiikassa. Tämä on ihan kuin kauluksen nakki, nappi. Jos se menee juopon nappiin, niin koko paita on vinossa. Ja herra Kaputto. Grazie. Kiitos puhemies dramaattiset tapahtumat Puulian alueella, Apulian alueella Italiassa on herättänyt Euroopan komission reagoimaan, mutta kuitenkaan ei ole riittävää, että asetetaan jonkinlaisia määrärahoja käyttöön. Se ei ole missään tapauksessa riittävää. Me tarvitsemme uusi, uusia rahoitusvirtoja tämän koe alueen tutkimusten toteuttamiseksi. Vastaavia tutkimuksia on jo tehty esimerkiksi Kaliforniassa. Itse toivonkin, että Euroopan komissio antaa myöntävän vastauksen tähän toiveeseen ja pyyntöön tarkoituksena kuitenkin kiinnittää huomiota myöskin ympäristökysymyksiin ennen kuin tulee olemaan liian myöhäistä. Ja sitten Rova Andersson. Te no, sorry. Pahoittelut puhemies. Tämä saattaa olla viimeinen maanantai-ilta, jona minä saan mahdollisuuden seistä täällä ja edustaa Pohjois-Irlannin kansaa, joka haluaa jäädä EU:hun, koska Brexit vetää meitä pois EUsta demokraattisten äänestystulosten vastaisesti. Brexit on pitkän perjantaisomimuksen sopimuksen tekemässä tyhjäksi pala palalta ja brittihallitus ei enää edes esitä toimivansa poliittisesti neutraalisti. Se liennyttää poistamalla 55 säännöt ja poistaa pitkämertan taakkuut turvallisuudelle ja suojelulle ja tasa-arvolle. Nationalismi ja republikanismi ovat kääntäneet selkänsä Westminsterille ja hylänneet kaikki ehdokkaat, jotka ovat halukkaat ottamaan paikkansa tuossa parlamentissa. Ja tämä johtuu siitä, että enemmistö ihmisistä Iranin pohjoisosassa halusi jäädä EU-hun. Ja he sanovat, mitä brittihallitus tekee sen seura- Brexitin seurauksena. Ja enemmistö ihmisistä vastaa sitä, että brittihallitus vetää meidät pois tahtomme vastaan. Joten vielä kerran seison täällä nyt ja sanon teille ja kaikille, jotka kuuntelut minua – verkossa, että vaikka tämä viimeinen tilaisuus, jonka saan ehkä että vaan täältä edustaa heitä, niin ehkäpä jos ratkaisu Brexitiin, joka on Irlanti, yksi Irlanti saa hyväksynnän kaikilta, niin ehkä sitten tulee Irlannin valtaan edustettuna taas edustamassa Pohjois-Irlantia jatkossa. Kiitos. Kiitokset kaikille. Kiitokset äh, kaikille läsnä olijoille. Keskeytämme istunnon ja huomenna istunto jatkuu kello yhdeksän.